the president. Good evening, colleagues. Hyvää iltaa, kollegat. Pyytäisin teitä istuutumaan. Ja pyydän anteeksi, että aloitimme hiukan myöhään tämän istunnon. Puhemies, kuten monet muutkin kollegat ovat myöhässä, on myöhässä ja pyytää anteeksi monella Meillä on ollut ongelmia lentojen kanssa. Minun koneeni yritti laskeutua kaksi kertaa Vaaseliin ja epäonnistui, mutta se laskeutui sitten Strasbourgiin ja onnistui siinä. Se olikin hyvä minun kannaltani, mutta monilla kollegoilla on ollut vaikea matka tänne. Minä olen nyt vasta saanut paperit, joten koettakaa jaksaa. Eli nyt istunto avataan uudelleen ja ilmoitusasia muistopäivänä, jota pidetään tänään, haluaisin muistaa italianlaisia uhreja ja kaikkia Foibe-murhien uhria. Ja sit, kun dalmatialaisia ja muita kansoja karkoitettiin alueeltaan toisen maailmansodan jälkeen. Meidän sitoutumisemme eurooppalaisiin arvoihin päivittäin on paras äh, muisto näille uhreille. Äh, siirtyminen äh, rauhan unioniin osoittaa, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä Euroopassa, joka asettaa kansalaiset ja arvot etusijalle. Ja nyt pidämme minuutin hiljaisen hetken. Kiitos. Nyt muutama ilmoitusasia ja sitten työjärjestyspuheenvuorot kollegat ensinnäkin. 29. Äh, äh, tammikuuta ja 30. tammikuuta istuntojen pöytäkirjat äh, ovat saatavilla. Onko kommentteja? Jos ei, niin sitten pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten siirrymme muihin ilmoitusasioihin lähtien parlamentin kokoonpanosta. Sen jälkeen kun istunut kuningaskunta lähti Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 vetäytymissopimuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenten mandaatit päättyivät 31. tammikuuta 2020. Näiden jäsenten nimet löytyvät tämänpäiväisen kokouksen pöytäkirjasta neuvoston päätöksen mukaisesti 28.6.2018 ja sen jälkeen kun yhdistynyt kuningaskunta lähti 31. päivä tammikuuta 13 jäsenvaltion viranomaiset ovat antaneet parlamentille tiedon siitä, että on valittu 24 uutta jäsentä parlamentille parlamenttiin. Tämä astuu voimaan ensimmäinen helmikuuta 2020. Näiden jäsenten nimet löytyvät tämän päivän äh, kokouksen pöytäkirjasta. Huomioimme heidän valintaansa. Haluaisin tervetulla äh, toivottaa uudet kollegat ja he astuvat tehtäviinsä ja nauttivat äh, ensi päivästä lähtien täysistä oikeuksistaan työjärjestyksen mukaisesti. Nyt kun meidän Parlamenttimme on uusi kokoonpano ja meillä on valiokunnissa uudenlainen kokoontuminen. Olen saanut ryhmiltä ja sisoutumattomilta nimitykset parlamentaarisiin valiokuntiin. Tämä lista nimetyistä jäsenistä valiokuntiin julkaistaan parlamentin nettisivuilla ja liitetään pöytäkirjaan. Nyt menemme sitten työjärjestyspuheenvuoroihin. Edustaja Obri. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Kiitoksia <clears throat> Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin muistuttaa sisäistä työsäännöistä artiklasta 155 ja sen liitteestä 7. Ensimmäinen ensimmäistä lähtien Euroopan komissio on laittomassa tilanteessa. Kukaan ei vaikuta tekevän mitään. Artikla 3 on kyseessä komissarien käy- käytännössäännöistä. Ja taloudellisen tilanteen päivittämistä. Kukaan ei kuitenkaan ole tehnyt tätä. Tämä ei ole mikään anekdootti, sillä muutama kuukausi sitten jo meidän valiokuntamme otti tämän asian esille. Jos katsotaan äh, internetissä olevia komissaarien äh, eturistiriita-ilmoituksia, niin tässä on yli sadan tuhannen euron edestä esimerkiksi osakkeita, joita yhdellä komissaarilla on Amazonista. Tämä ei missään tapauksessa kerro riippumattomuudesta komissiosta. Ja lisäksi, hyvä puhemies, haluaisin vaatia, että Euroopan komissio noudattaa velvollisuutta ilmoittaa taloudellisista eduistaan ja ehdottomasti toimisi niin kuin opettaa. Thank you for that information. Kiitoksia näistä tiedoista. Rova Obri, välitämme tämän tiedon puhemiehelle. Pyydämme häntä ottamaan huomioon. Ah, meillä on toinen työjärjestyspuheenvuoro, edustaja Pereira. Presidente, invoco artigo 196 e e do regimento para chamar a atenção deste parlamento no momento... Haluaisin, haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tällä hetkellä valmistellaan virallista vierailua El Salvadoriin, Keski-Amerikan valtuuskunnan vierailua, ja nyt eh, Eh, Salvadorin perustuslakia riikkoen armeija on tunkeutunut parlamenttiin. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta Salvadorin demokraattisille voimille ja meidän täytyy vaatia, että Euroopan eh, parlamentti ja EUn instituutiot eivät eh, tue tätä kaappausta. Kiitoksia kollega. Tässä on kyse työjärjestyspuheenvuoroista. Tämä oli tietenkin tärkeä tieto, mutta tämä oli kuitenkin poliittinen julkilausuma. Onko muita työjärjestyspuheenvuoroja? Jos ei ole, niin menemme muutoksiin esityslistaan. Meillä on useampia pyyntöjä muutoksista. Teillä on lopullinen esityslista luonnos, jonka hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa 6. helmikuuta ja on teille jaettu. Katsomme ensimmäisenä tiistaita. ID-ryhmä on pyytänyt keskustelua komission neuvoston julkilausumaa sananvapaus uskonnollisen fundamentalismin lisääntyessä. He haluavat, että tämä lisätään viidenneksi kohdaksi tiistai-iltapäivänä sen jälkeen, kun on keskusteltu uudesta kattavasta EU-Afrikka-strategiasta. Annan puheenvuoron edustaja Rivierille, että hän hän voi esitellä ID-ryhmän pyynnön. Notre demande est motivée par une affaire... Kiitoksia. Tämä on seurausta tapauksesta Ranskassa, jossa nuori tyttö kritisoi islamin uskoa. Häntä on uhattu tappouhkauksin, raiskausuhkauksin ja muuten. Tämä ehdotus on sellainen, että siinä ehdottomasti jotain esille ilmaisunvapaus ja oikeus kritisoida uskontoa ilman, että siitä seuraa tappouhkauksia. Hyvin vähän on kuitenkin tätä tyttöä puolustettu Ranskassa. Jotkut ovat valmiita ottamaan käyttöön ties minkälaiset säännöt Ranskassa, mutta tätä ei oteta huomioon. Me olemme jättäneet tämän tytön yksin. Me emme ehdottomasti halua, että me alistumme islamin maassamme. Mutta hyvin monet poliitikot eivät enää halua ottaa näitä asioita esille. Tämä ei johda terrorismiin, vaan radikaali islamismi johtaa siihen. Haluan sitä muistuttaa teille kaikille. Haluaisin kysyä, haluaisiko joku vastustaa tätä ehdotusta? Edustaja Belleme. Hyvä puhemies. Niin tietysti meidän tulee puoltaa ilmaisuvapautta ja sitä, mikä tapahtuu Ranskassa itse asiassa, on siitä selkeä merkki. Minä en vastusta tätä keskustelua, mutta sanon, että minusta meidän tulee ottaa tämä keskustelu esille huomattavasti laajemmassa yhteydessä. Meillä on keskiviikkona rasismin, antisemitismin vastainen keskustelu ja ryhmämme haluaisikin ehdottaa, että ilmaisuvapauskysymys jota meidän täytyy kaikkien puolustaa, otettaisiin tähän yleisempään keskusteluun mukaan. Kiitoksia. Joten esityslistan muutospyyntö tiistaille äh, on nyt äänestettävänä nimenhuuto Hyvät kollegat, äänestys alkaa. Tämä on nyt siis ID-ryhmän ehdotus. Hyvin selvästi, että tiedätte, mistä äänestätte ID-kollegojen ehdotus, että muutetaan tiistain esityslistaan ja että meillä on neuvoston äh, julkilausuma äh, sananvapaudesta. Ymmärtävätkö kaikki, mistä on kyse? Voinko keskeyttää äänestyksen, koska täällä näyttää olevan jonkin verran sekaannusta salissa. Ideryhmä ryhmä on pyytänyt muutosta tiistain esityslistaan, josta olen puhunut. Herra Beleme, jos oikein ymmärsin, te halusitte, että tämä lisätään äh, kohtaan, joka on jo esityslistalla. Voisitteko hiukan selventää, koska se on tarpeen? Niin, siis meidän ehdotuksemme olisi, jos kaikille kollegoille se sopii, niin pikemminkin otettaisiin tämä ehdotus mukaan ja keskustelu ilmaisuvapaudesta tuohon keskiviikon keskusteluun. Monsieur Rivière, I do Edustaja Rivière, hyväksyttekö tämän ehdotuksen? Jos on selvää, että tämän viikon keskusteluissa todellakin keskustellaan ilmaisun vapaudesta, varsinkin suhteessa uskontoon ja integrismiin, siinä suhteessa hyväksymme tämän. So it does seem that the proposed... Vaikuttaa siltä, että ehdotus on nyt sitten vedetty pois. Ehdotus muuttaa tiistainestyslistaa ja kannatetaan herra Bellemeen ehdotusta. Pitääkö meidän äänestää herra Bellemeen ehdotuksesta? Kyllä. Meidän täytyy äänestää, haluatteko nimenhuutoäänestyksen? Nimenhuutoäänestys vai kättä nostamalla? Eli jos kannatatte herra Bellemeen ehdotusta, niin nostakaa kättänne. Öö, otan vastaan. Minun on tarkistettava joka tapauksessa, joten tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Herra Pelmeen ehdotus on hylätty. So therefore I need to clarify. Siksipä minun nyt sitten selvitettävä herra Rivierin kanssa. Teidän ehdotuksenne oli yhdessä tässä herra Bellemen ehdotuksen kanssa ja kummatkin on nyt sitten hylätty. Minun olisi oltava selvä nyt. Tämän on sen oltava selvä. Jos Belamin ehdotus olisi hyväksytty, niin silloin olisimme voineet vetää poistavan ehdotuksen, mutta kun se ei nyt ei mennyt läpi, niin sitä haluamme äänestää tästä omasta ehdotuksestamme. Okay, I will now... Selvä. Nyt äänestämme sitten IDn ehdotuksesta muuttaa tiistain esityslistaa nimenhuutoäänestyksenä. Onko tämä nyt ihan selvä? Tämä on tämä alkuperäinen ehdotus. Äänestys alkaa. And the vote is... Ja äänestys päättyy. Hylätty. Eli ei muutosta esityslistaan. Sitten meillä on toinen ehdotus muuttaa tiistain esityslistaa. Renew-ryhmä on pyytänyt keskustelua neuvoston päätöksen 2017-2074 rikkomista, rikkomista koskien rajoituksia joihin on ryhdytty Venezuelan tilanteessa laiton pakotelistalla olevan henkilön saapuminen EU jäsenvaltioon, että tämä käsiteltäisiin toisena asiana iltapäivänä välillä Mavridexin mietinnön jälkeen. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Kanjasille, että hän voi esitellä Renew-ryhmän pyynnön. Presidenta, el objetivo de esta... Kiitos. Tämän vetomuksen tarkoitus se liittyy siihen, että Espanjan hallitus noudattaisi tätä päätöstä, jonka mainitsit, joka, joka koskee pakotteita Nicolas Maduron hallitusta vastaan. Ja et, eh, et, eh, Eh, Rodriguez vaarapresidentti oli 14 tuntia Espanjan maaperällä laittomasti. Espanjan hallitus kiersi, mitä oli tapahtunut ja antoi sen jälkeen selityksiä peräti kuusi erilaista versiota. Ja tämä yhteisölainsäädännön riikkomus on tapahtunut sen jälkeen, kun Juan Guaido on tunnustettu lailliseksi presidentiksi ja, eh, ja komission ja neuvoston täytyy ilmoittaa Espanjan hallitukselle tästä rikkomuksesta ja täytyy harkita, mitkä ovat riittävät toimet ja, meidän, meidän, ja se, että pakotteita ei noudata, se tarkoittaa sitä, että toimet menettävät kaikan tehokkuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että no kuka tahansa hallitus voi e, olla noudattamatta säädöksiä ilman seurauksia. Ja tässä ovat tärkeät asiat ovat tässä pelissä. Anteeksi, puhutte liian nopeasti. Teidän puhuttava hitaammin, mutta uskonpa, että ymmärsimme, mitä halusitte sanoa. Onko täällä ketään, joka vastustaa tätä ehdotusta? Herra Morin. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Tässä käytetään nyt parlamenttia hyvin kyseenalaisella tavalla Espanjan hallitusta vastaan, koska tämä vetoomus, joka esitettiin, se liittyy vain puoluepoliittisiin pyrkimyksiin. Espanjan hallitus on toistanut alusta lähtien, että se on Espanjan EUn eh, e linjoilla suhteessa Venezuelan hallitukseen. Ja vaatii myöskin oikeudenmukaisia vaaleja ja on korostanut, että pakotteet, jotka joista neuvostossa on sovittu, niitä to- toteuttavat jäsenvaltiot, joten en voi tie- ymmärtää, miten tämä tämä parlamentti voisi nyt sekaantua tähän asiaan tässä tilanteessa puoluepoliittisten intressien merkeissä. Kiitos. Äänestämme tästä ehdotuksesta eli eh, tämän eh, ehdotuksen puolesta, jossa muutetaan esityslistaa, kädet ylös, vastaan, tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Tämä ehdotus on hyväksytty, joten esityslistaa muutetaan neuvoston ja komission julkilausuma tästä neuvoston päätöksen rikkomisesta lisätään tiistai-iltapäivään toiseksi asiaksi. Ja nyt siirrymme sitten keskiviikon muutoksiin. Meillä on tässä kahden ryhmän ehdotuksia, jotka liittyvät Vietnamin Vihreät EFA-ryhmä on pyytänyt, että hyväksymisäänestys Vietnamin väl- EU-Vietnamin välistä vapaakauppasopimuksesta ja päätöslauselmasta äm, lykätään seuraavaan täysistuntoon tai myöhempään täysistuntoon ja GUE-ryhmä on pyytänyt, että äänestys vapaakauppasopimuksesta ja siihen liittyvästä päätöslauselmasta otetaan pois esityslistalta. Nyt annan ensin puheenvuoron herra Morellille, että hän voi esitellä GUE-NGL-ryhmän ehdotuksen. Olkaa hyvä. Madame. Kiitoksia, puhemies. Me pyydämme todellakin äänestyksen lykkäämistä siitä syystä, että teksti, joka koskee vapakauppasopimusta ja investointisuojaa, selkeästi menee sitä vastaan, josta me juuri muutama viikko sitten pääsimme sekä ilmaston hätätilanteesta että uudesta vihreästä sopimuksessa. Tämä on kestävä kehityksen liittyvä asia, mutta se ei ole sitova eikä toimeenpaneva. Eli tässä nyt sitten on kahdenlaista normia Euroopan unionilta ja se on ongelmallista. Meidän täytyy saada muut kuulemaan se, mitä me sanomme. Ja erittäin monet kansalaisjärjestöt, kuten myöskin EAY, ovat varoittaneet meitä siitä, mikä on tällä hetkellä työmaailman tilanne ja mikä on tilanne Vietnamissa. Me emme voi tyytyä Vietnamin hallituksen epämääräisiin lupauksiin me tarvitsemme todisteita, me, meillä niitä ei ole ja tästä syystä pyydämme tätä lykkäystä. Kiitoksia. Monsieur Lambert. Edustaja Lambert. Anteeksi. Edustaja Keller, olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Um, indeed the European... Niin, todellakin. Euroopan parlamentti on eh, aivan äskettäin Green Deal-päätöslauselmassaan eh, korostanut kestävän kehityksen lukujen merkitystä vapakauppasopimuksessa myöskin. Komission puheenjohtaja on myöskin korostanut, että eh, kestävän kehityksen tapa, eh, tavoitteet ovat olennainen osa komission agendaa. Ja nyt me käsittelemme asiaa, joka on, joka on alkanut en, ennen tämän komission toimikautta, mutta tämä, tämä on tapahtunut myöskin ennen eh, kuin on päätetty tätä sitovaa kestävän kehityksen kappaletta. Ja myöskin eh, tämä eh, vapakauppasopimusten linjaistaminen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tästä myöskin puhuimme tammikuussa ja me olemme pyytäneet sitä, että saadaan sitovat eh, sitoumus Vietnamin hallituksesta, sieltä vahva sitoumus, että se parantaa ihmisoikeustilannetta. Mitään tällaista ei ole tapahtunut. Sen takia me, meidän on jatkettava eh, työtä. Eh, sen takia haluamme lykätä ja komission on jatkettava työtään samoin kuin Vietnamin hallituksen. To the Sitten esittelijä herra Bourgeois. Mikro, Mikrofoni, olkaa hyvä. With micro it will go better, but I nearly lost my... No mikrofonillahan tämä menee hyvin. Ääni on kuitenkin mennyt. Yritän nyt puhua selvästi. Joudun kehottamaan teitä, hyvät kollegat, olemaan lykkäämättä. Ei keskustelua eikä äänestystä. Nyt on jo valiokuntaehdotus siitä, että lykättäisiin se hylättiin selkeällä enemmistöllä. Valiokunta halusi pitäytyä kompromississa ja ensin valvoa enemmän näiden kahden sopimuksen täytäntöönpanoa, mikä on myös ILOn puolelta käytäntönä. Lisäksi tarkoituksena pyytää lisäsitoumuksia Vietnamin viranomaisilta, jotka näin vastasivatkin ja tekivät juuri niin kuin pyydettiin, kun kysymys on ILO-yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Ja tämä on ihan ennakkotapaus yhteisessä valiokunnassa meidän parlamentimme ja kansallisen parlamentin välillä on päätetty valvoa näiden kahden sopimuksen täytäntöönpanoa. Tässä on tehty ja tämä osoittaa myös sen, miten meidän parlamenttimme on mukana ihmisoikeusvuoropuhelussa Vietnamin ja Euroopan unionin välillä. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, on myös saatu tuloksia, kun kyse on niiden järjestöjen riippumattomuudesta, jotka osallistuvat näihin kotimaan neuvo- no, neuvoantaviin ryhmiin. Eli tässä on paljon erilaisia perusteita sille, miksi ei tulisi lykätä. Kiitoksia. Nyt kollegat äänestämme ensin äh, tästä GUEn ehdotuksesta, jossa äh, lykätään kaikki neljä äänestystä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme Rova Kellerin ehdotuksesta, että lykätään näitä kahta mietintöä. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Eli ei muutosta esityslistaan. Menemme eh, toiseen pyyntöön. Keskiviikolla EPP-ryhmä on pyytänyt eh, keskustelua suullisesta kysymyksestä parempi internet lapsille, että se lisättäisiin iltapäivään. Annan puheenvuoron herra Olbrechtille, jota hän voi perustella pyynnön ryhmän puolesta. Puhemies, haluaisin pyytää, että esityslistalle lisättäisiin suullinen kysymys komissiolle joka koskee internet, lasten internettiä. E, Euroopan komission aloittama, vuonna 2004 aloittama turvallisen internetin päivä. E, tarvitsemme turvallista e, suutta lapsille internetiin pääsyssä ja me tarvitsemme tätä keskustelua tarvitsemme poliitikkojen ja myöskin kasvattajien ja opettajien parissa. Tur- ja sen takia turvallisen internetin päiväkeskustelu esitys Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Ei. Onko meidän äänestettävä asiasta? No äänestetään. Se on esityslistalla nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Tämä asia lisätään esityslistalle eh, keskiviikon viimeiseksi keskusteluksi, eli keskustelu paremmasta internetistä lapsille. Sitten menemme vielä yhteen pyyntöön vihreältä epäryhmältä, joka on pyytänyt eh, komission julkulausumaan neljän jäsenvaltion toimista liittyen EUn kilpailupolitiikan uudistukseen. Tämä lisättäisiin iltapäivälle ja annan puheenvuoron edustaja Lambertsille, että hän perustelisi vihreiden ehdotuksen. Kiitoksia. 4. helmikuuta neljä jäsenvaltioa Ranska, Saksa, Italia ja Puola kirjoittivat avoimen kirjeen komissiolle, jonka avulla ne liittyvät aika energisesti, näin voi sanoa komissaari Vestagerin kanssa jotta katsottaisiin syvällisesti uudelleen kilpailupolitiikkaa. Ja se kuuluu siis yksinomaisesti Euroopan komission toimivaltaan, muistutan siitä. Minun mielestäni on aivan oleellista, että parlamentti voi ottaa kantaa tähän kirjeeseen. On tietysti tärkeää, että poliitikot voivat ottaa kantaa mihin haluavat, mutta huomaan, että tämän kirjeen sävy ja luonne perustelee sen, että me voimme käydä tässä parlamentissa yleisen keskustelun asiasta Vestagerin läsnä ollessa ja tässä syystä ehdotankin tätä keskustelua käytäväksi. Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Te haluatte puhua tätä ehdotusta vastaan. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos, Kiitoksia. Herra Lambert on oikeassa, että ja tämän parlamentin täytyy lausua kantansa kilpailupolitiikasta ja tästä kirja, kirjeestä myöskin valtion äh, tukia koskevien sääntömuutosten johdosta. Mutta ensi viikolla EKn valiokunta äh, äänestää mietinnöstä, joka liittyy tähän asiaan ja meillä on äh, siis ensi tiistaina ja, ja siitä äänestetään seuraavassa täysistunnossa. Mielestäni ei ole järkevää nyt aikaistaa tätä keskustelua, koska ensi viikolla meillä on valiokunnassa kompromissitekstistä äänestys. Kiitos, äänestämme tästä pyynnöstä. Muutoksen puolesta, nostakaa kätenne. Ja muutosta vastaan. Tyhjää. Tuo ehdotus on hylätty, joten eh, tätä asiaa ei oteta esityslistalle. Ja sitten torstain esityslista. GUE Angel-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle lisättäisiin komission julkilausuma EU-Yhdysvallat kauppasuhteet ensimmäisenä asiana aamulla. Silloin istunto alkaisi kello yhdeksän ja annan puheenvuoron Rova Haasekampille, että hän voi perustella ryhmän pyynnön. Over enkele weken wil de Europese commissie muutaman viikon kuluttua haluaa Euroopan komissio tehdä vapakauppasopimuksen Donald Trumpin hallituksen kanssa. Euroopan komissio käy neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa hormonilihasta ja kaikesta muusta mahdollisesta ja lisämyrkyistä maatalouteen. Näiden tuotteiden tulo markkinoille vaarantaa meidän kansanterveyteemme ja eläinterveyteemme liittyvät säännöt. Lisäksi Bryssel käy neuvotteluja ilman jäsenvaltioiden suostumusta näistä asioista. Neuvosto ei ole antanut minkäännäköistä mandaattia neuvotella maataloustilanteesta Yhdysvaltojen kanssa. Ja Pariisin sopimuksesta sopimukseen liittymisen on tämä parlamentti asettanut ehdottomaksi ehdoksi tuleville neuvotteluille. Tästä syystä Pyydän teidän tukeanne siitä, että voimme käydä nopea keskustelua nyt näistä kauppaneuvotteluista Yhdysvaltojen kanssa. Thank you. Is there anyone... Kiitos. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chair. We, of course, are... Kiitos puhemies. Toki kaikkia meitä huolettaa tilanne suhteessa Yhdysvaltoihin. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia, mutta oikealla tavalla. Sen takia olen pyytänyt komission jäsenen Bill Hoganin intavaliokuntaan ensi viikolla ja siellä keskustelemme. Mielestäni tästä asiasta voidaan puhua täysistunnossa, mutta ensin pitää käydä keskustelu valiokunnassa. Kiitoksia Hansen ja nyt äänestämme tästä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Esityslista ei siis muuta. EPP-ryhmä on pyytänyt, että keskusteltaisiin suullisesta kysymyksestä komission pellolta pöytään strategia viljelijöiden ja maaseudun avainasema lisättäisiin ensimmäiseksi asiaksi torstai aamuun. Ja tämä tarkoittaa sitä, että istunto alkaisi kello yhdeksän aamulla. Ja nyt annan puheenvuoron herra Linssille. Hän voi esitellä tämän ehdotuksen EPP-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä pellolta pöytään strategia sen pitäisi ähm, komissio pitäisi esitellä se maaliskuun puolessa välissä tai lopussa. Se koskee maatalouttamme ja maaseutuamme. Sen takia EPP mielestä on erittäin tärkeää, että maatalouden ja maaseudun avainasemasta keskustellaan ennen tämän strategian julkistamista. Silloin tärkeitä kysymyksiä, kuten rahoitus, kilpailukyky ja yhteistyö yhteen sopivuus YMPn kanssa voidaan ottaa mukaan tähän strategiaan. Siksi EPP-ryhmä pyytää, että muutetaan eh, esityslistaa 158 artiklan mukaisesti, jotta tämä pellolta pöytään strategia olisi tämän eh, täysistunnon esityslistalla. Sydämelliset kiitokset. Kiitoksia. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Ei. Sitten äänestämme tästä puolesta. vastaan. Tyhjää. Tuo muutosehdotus on hyväksytty. Eli istunto alkaa kello yhdeksän ja tämä asia pelolta pöytään strategia, viljelijöiden ja maaseudun avainasema lisätään siis esityslistalla. Viimeinen muutospyyntö torstaille tulee Renew-ryhmältä. He pyytävät, että keskustellaan että otettaisiin pois keskustelu koronaviruksen ihmisoikeusulottuvuudesta. Edustaja Häytemä. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Well, in... Kiitoksia puhemies. Koronaviruksen puhkeaminen on tietysti erittäin vakava asia, mutta Renew-ryhmälle tämä ei ole oikea aihe, josta tehdä päätöslauselma. Kirjalliset asiat ovat nimenomaisesti olemassa sitä varten, jos on rikottu ihmisoikeuskysymystä tilanne edelleenkin myös kehittyy hyvin nopeasti, eli on vaikea esittää konkreettisia päätelmiä. Tässä on myös vaarana se, että meiltä tulee kovin holhoava kanta tähän asiaan, kun taas pitäisikin pikemminkin tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa. Siitä syystä haluaisin pyytää teitä poistamaan tämän aiheen kiireellisten asioiden joukosta. Kiitoksia. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Olkaa hyvä. Esther de Lange. Pick up on the last words of Ms. Niin, jatkan siitä, mihin hän jäi. Kyllä on olemassa huolenaiheita, juuri siksi, että tilanne etenee niin nopeasti ja kansalaiset ovat huolissaan. Me tarvitsemme laajan keskustelun nimenomaan tässä kohtaa. Meidän täytyy seurata tapahtumia sekä eh, paikan päällä että Euroopassa. Ne etenevät todella nopeasti, siis keskustelu aiheesta koronaviruksen leviäminen eh, eteneminen ja koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa. Me nyt puhumme siis äh, torstaista. Tämä on siis ehdotus, että tämä siirretään äh, takaisin keskiviikkoiltapäivään. Minun on kysyttävä herra häyttämältä, miten hän reagoi tähän ehdotukseen. No, that would be an excellent idea. That's... Aivan erinomainen idea. Does everyone agree? Sopiiko tämä kaikille? Onko tämä erinomainen ehdotus? No, äänestetään Robert Langen muutetusta ehdotuksesta, eli ne, jotka kannattavat sitä, että keskustelu käydään keskiviikkona puolesta siis ja vastaan ja tyhjää. Kyllä, eli tämä äh, asia äh, asetetaan keskiviikon esityslistalle. Esityslista tulee olemaan silloin aika täysi. Äh, kiitoksia. Ja nyt esityslista on valmis. Ah, työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Edustaja Kastaldo, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. 3.76 artikla EU-sopimuksesta ja myöskin 158 artikla työjärjestyksessä. Haluaisin kertoa ää, ää, Georgessa Kiisian hirveästä tilanteessa. Hän Erasmus Mundus-ohjelmassa on puolessa ja hän on nyt hyvin vaikeassa tilanteessa. Hän on aktivisti ja tutkija, joka on oikeudelle, solidaarisuudelle omistanut elämänsä samoin kuin ihmisoikeuksille. Hän meni Kairoon verhallekseen perheensä luona ja hän katosi ja hänet löydettiin 120 kilometriä pääkaupungista. Häntä oli kohdeltu väkivalloin. ja häntä on kohdellut, kohdannut sama kohtelu kuin Giulio Regenia, jonka puolesta tämä nuori mies myös puhui. Pyytäisin, että Euroopan unioni seuraisi tätä asiaa hyvin tarkkaan ja pyytäisin keskustelua. Tästä en ehtinyt. Edustaja Castaldo pyydän. Edustaja Castaldo, minun ei pitäisi joutua selittämään teille tämän talon sääntöjä Tämä oli tärkeä asia, mutta se olisi minuutin puheenvuoro, ei niinkään työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia. arvoisat kollegat siirrymme nyt sitten varsinaisiin eh, keskustelu ja päätösasioihin kun esityslista on näin hyväksytty i would like to ask everyone to leave the room peacefully. Pyytäisin kaikkia lähtemään nyt huoneesta eh, hiljaa niin, että voimme jatkaa työtämme, kun esityslista on hyväksytty. Ensimmäinen esityslistan kohta on komission tiedonanto, joka koskee talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelua. Haluaisin muistuttaa teitä, että sinisen kortin ja puheenvuorot ilman puhujalistaa puheenvuoroja voidaan pyytää Eh, sähköisesti tai käyttämällä puheenvuoron pyyntöjärjestelmää. Ja ohjeet tähän eh, saa tuolta salin ovelta ja nyt vaihdan suomen kieleen. Eli siis keskustelemme nyt komission julkilausumasta koskien tiedonantoa talouden ohjausjärjestelmän tarkastelusta ja aivan ensiksi antaisin puheenvuoron komission puolesta komissaari paolo gentilonille. komissaari olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet. Uh, Kiitoksia mahdollisuudesta saada täällä esitellä tiedonanto, jonka hyväksyimme tarkalleen ottaen viisi päivää sitten. Tällä tavoin Euroopan parlamentti käynnistää keskustelun sixpackista ja twopackista ja yleisesti ottaen taloudellisen ohjausjärjestelmämme säännöistä. Käsittääkseni tämän keskustelun tavoitteet ovat aivan selvät. Meidän tavoitteenamme on yhtäältä vakautemme säilyttäminen, eikä se varmastikaan ole mikään keskustelun aihe. Toisaalta meidän täytyy käynnistää kasvumme uudelleen, eikä kenenkään tulisi jättää sitä huomiota. Komissiotiedonanto käsittääkseni antaa hyvän ja rehellisen arvion näiden sääntöjen käytöstä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Säännöt on luotu vastineeksi erittäin syvään talous- ja rahakriisiin. Ja nyt kymmenen vuoden kuluttua voimme varmaankin antaa selkeän kuvauksen siitä, millä tavalla <clears throat> nämä säännöt ovat toimineet. Minusta olemme päässeet hyvin tuloksiin. Ensinnäkin olemme kyenneet paremmin koordinoimaan rahapolitiikkaa sekä finanssipoliittisessa sisällössä että sen ajoituksessa eri jäsenvaltioissa. Toiseksi olemme kyentäneet vähentämään omaa alijäämäämme suhteessa BKT. Muistan, että vuonna 2011 vain kolme maata noudatti alijäämäsääntöjä suhteessa BKT. Ja nyt viimeisimmässä arvioissa ei ole yhtäkään maata, joka ei olisi näitä sääntöjä noudattanut. Kolmanneksi toteaisin, että kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat saaneet rahoitusapua, ovat kyenneet palaamaan markkinoille, tietysti erittäin suurin vaikeuksin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti katsoen, mutta ovat kuitenkin takaisin. Meillä on myös kymmenen vuoden toiminnassamme erilaisia tuloksia. Ensinnäkin kyllä, velka on vähennetty, sitä on vähennetty keskimäärin 90 prosentista 80 prosenttiin. Ja tämä tietysti voi olla tyydyttävä taso, jos otetaan huomioon muut talouden toimijat, Yhdysvallat, joka on 115 prosentissa, Japani 240 prosenttia, kun tiedämme, että tässä keskimääräisessä vähennyksessä emme kuitenkaan kyenneet laskemaan korkeaa velkaantuneisuutta monissa maissa. Keskustelu on edelleen siis avoin. Lisäksi on on erilaisia tuloksia myös suhteessa sääntöjen monimutkaisuuteen. Tietysti se voi olla älykäs tapa hoitaa ongelmia, mutta jos monimutkaisuus on liian monimutkaista, niin loppujen lopuksi sitten se kuitenkin vähentää luottamusta ja omistajuutta jäsenvaltioiden puolelta, kuten myöskin sidosryhmien puolelta suhteessa meidän sääntöihimme. Lopuksi meillä on ollut selkeitä puutteita. Ensinnäkin siitä syystä, että olemme vähentäneet näitä julkisia investointejamme. Ne eivät vieläkään ole samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten. Toiseksi siitä syystä, että emme kyenneet vähentämään ylijäämää niissä maissa, joissa ylijäämätaso oli korkea. Ja kolmanneksi, koska yleisesti ottaen meillä on ollut suhdannemyönteinen finanssipolitiikka tämän ajanjakson aikana. Ja nyt rahapolitiikka on alarajoillaan, mikä luo, jolle me kykenee ottamaan käyttöön ennakoivaa politiikkaa, erilaisia rajoitteita sen suhteen, mikä on meidän taloudellinen yleistilanteemme. Näin ollen hyvät tulokset ja samalla puutteita. Me elämme todella erilaisessa maailmassa kuin se maailma, joka oli olemassa kymmenen vuotta sitten. Olemme kyenneet pääsemään yli syvästä kriisistä. Meillä on ollut usea vakaan kasvun vuosi kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt muutaman vuoden ajan olemme hitaamassa kasvun vaiheessa. Ja seuraavien viikkojen ja kuukausien tulevaisuus näyttää epävarmalta. Mehän kaikki olemme nähneet esimerkiksi viime vuoden, viimeisen vuosineljänneksen huonot tulokset joissakin tärkeissä Euroopan talousalueen talouksissa. Johtuen myös ulkoisista syistä. Kauppasopimuksista, joita ei ole ratkaistu, Brexit, joka on edelleen avoin keskustelu, kuten myöskin koronaviruksen seuraukset mutta vielä on aivan liian varhaista sitten arvioida niitä. Ne tietysti ovat kuitenkin ehdottomasti edesauttamassa tätä epävarmuutta. Näinä epävarmoina aikoina mielestäni me tarvitsemme sellaisen puitteiston, jonka avulla voidaan välttää sitä, mitä taloustieteilijät nimittävät pitkän aikavälin matalaksi tilanteeksi. Matalat korkotasot, matala kasvu, matala kehitys. Ja tämä ei olisi johdonmukaista sen kanssa, mitä meillä on digitaalisen siirtymän, vihreän siirtymän strategioissamme. Ja siitä syystä tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Me näin määrittelemme tämän keskustelun soveltamisalan ja sen päätelmät seuraavien kuukausien aikana tässä prosessissa. Ja yhteenvetona toteaisin, että Erityisesti haluaisin korostaa kahta avainsanaa. Yksi on investoinnit. Meidän täytyy löytää tapoja, joilla voimme helpottaa sijoittamista, varsinkin sellaista, joka liittyy vihreän sopimuksen strategiaan, jota puheenjohtaja von der Leyen aivan oikein nimittää meidän uudeksi kasvustrategiaksemme. Ja toiseksi meidän täytyy helpottaa yksinkertaistamista. Näiden sääntöjen yksinkertaistamisen edistäminen merkitsee sitä, että niiden omistajuutta myös edistetään. Minun mielestäni sijoitusten helpottaminen, sääntöjen yksinkertaistaminen ovat asioita, joiden ei tulisi jakaa keskustelua eri leireihin, vaan ne ovat asioita, joiden parissa meidän tulisi tehdä yhteistyötä, jotta löytäisimme näihin kysymyksiin ratkaisut. Gentilonille tästä avauksesta ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron ryhmien puhujille ja ensimmäisenä epp ryhmän nimissä puhuu edustaja Markus Ferber. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Komission tiedonanto kasvu- ja vakaussopimuksesta sisältää monia eh, fiksuja ja oikeita huomioita suhteen suhteessa siihen, mikä ei toimi kunnolla kasvu- ja vakaussopimuksessa. Säännöt ovat hyvin monimutkaiset, ne eivät ole avoimet, ne ovat usein myös myötäsyklisiä vaikutukseltaan ja jopa hyvinä aikoina, meillähän nyt on kasvun vaihe takanamme, ne eivät ole johtaneet siihen, että vajeet ja kokonaisvelka olisi vähentynyt riittävästi. Ne päätelmät, jotka komissio on tehnyt konsultaatiota varten, eivät kuitenkaan liity kovinkaan paljon näihin olemassa oleviin ongelmiin. Vakaus- ja kasvusopimuksella ei ole joustoongelmaa. Jo edeltävä komissio mahdollisti niin paljon joustavuutta kuin vain oli mahdollista. Vakaus- ja kasvusopimuksella on toteutamisongelma. Sääntöjä ei pidä joustavoittaa, vaan niitä pitää soveltaa. Ja jos todella halutaan puuttua liian suureen velkaantumiseen, niin mitään hyötyä ei ole siitä, että tietyt menoerät jätetään sääntöjen ulkopuolella, sillä olisi jopa päinvastainen vaikutus. Velat ovat velkoja ja mikä tahansa uusi velka vaikuttaa velan kantokykyyn valtiossa. Oli niillä sitten investoitu kestäviä sijoituksia vai ei? Ja se kysymys, että voidaanko velat maksaa takaisin vai ei, on ainoa kysymys, joka kiinnostaa rahoitusmarkkinoita, jotka jäsenvaltioita Rahoil äh, lainaavat. Ennen kuin rahoitusmarkkinat sulkevat raahanat, eivät kysy, onko investoitu kestäviin hankkeisiin vai ei. Joten minä kyllä varoitan siitä, että vihreät menot äh, lasketaan hyviksi menoiksi. Jos ryhdymme tähän, niin sitten olemme kohta jo seuraavassa velkaloukussa. Ferber. Ja sitten sd ryhmän nimissä puhuu edustaja ähm, jonas äh, fernandes teillä on minuutti olkaa hyvä. Bienvenido, Tervetuloa komission jäsen. Euroalueella meillä on 19 erilaista verojärjestelmää, jossa nämä, niiden maiden hallitukset omalla tavallaan järjestävät asioita. Mutta jos pyritään saamaan aikaan lähentymistä fiskaalipolitiikassa ja järjestelmissä me voimme saada mahdollisesti eh, paremmin eh, suhdanteisiin vastaavan tilanteen. Meidän täytyy myöskin eh, mahdollistaa sen, että kansallisella tasolla voidaan myöskin eh, toimia suhdanteen vastaista eh, talouspolitiikkaa. Ja meidän täytyy myöskin paneutua näihin tulevina kuukausina. Kiitos edustaja Fernandes. Ja sitten annan puheenvuoron eh, Renew-ryhmän puhujalle, joka on edustaja Caroline Nachtigal. Teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä commissioner de herziening van de regels. vakaus ja kasvupaketin sääntöjen uudistaminen on tänä päivänä erityisen tärkeää ja se, mihin meidän tulee pyrkiä, on se, että me voimme nimenomaan saada aikaiseksi vakaan talouden. Olen, tämä on hyvä kaikille Euroopan maille, myös niille, jotka eivät vielä sitä ymmärrä. Alankomaissa sanotaan, että hyvin valmisteltu ja hyvin suunniteltu eh, saa aikaiseksi myös hyvän tuloksen. Meidän tuleekin huolehtia siitä, että nyt kun ajat ovat hyvät, voimme tehdä uudistuksia ja vähentää eh, alijäämää budjetissa. Ensin kaiken meidän täytyy pyrkiä eh, budjettisääntöjen tehokkuuteen ja jotta komissio olisi uskottava, minun mielestäni on tärkeää, että nämä säännöt ovat avoimia ja niitä voidaan todella käyttää. Toiseksi meidän täytyy huolehtia siitä, että säännöt ovat yksinkertaisempia, eivätkä niin monimutkaisia. Uudistuksessa meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon suhtannen vastainen ähm, budjettipolitiikka. Kolmanneksi, sääntöjä ei saa tehdä joustavemmiksi tai niitä ei saa mielestäni tulkita joustavammin suhtaudun erittäin kriittisesti tässä suhteessa Euroopan komission ehdotuksen, että investoinnit asettaisiin tämän sopimuksen ulkopuolella. Se kutsuu nimenomaan tällaisen niin sanottuun luovaan kirjanpitoon. Ja lopuksi Euroopan vakaustoiminta ei ole tässä suhteessa tarpeellista. Jokaisen jäsenvaltion täytyy itse hoitaa oma vakautensa. Nopeat toimivat pääomamarkkinat myöskin saavat hyötyä myös tämänkaltaisista ulkoisista shokeista. Meidän täytyy nopeasti nyt kehittää yhdessä eurooppalainen pääomamarkkinaunioni. Kiitoksia. Kiitos edustaja Nachtegaal. Sitten ID-ryhmän nimissä puhuu edustaja Silvia Sardone puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. Minun täytyy onnitella herra Gentilonia, koska ei ole helppoa puhua kymmentä minuuttia sanomatta mitään. Tämä ei kyllä minua yllätä, koska muistan kyllä teidän hallituksenne, mutta te olette viimeinen byrokraatti, tyypillinen partitodemokraatin edustaja, joka tulee tänne kuuntelemaan Eurooppaan ottamaan ohjeita. Euro- Italian parlamentti on ilmaissut äh, mm, äh, tätä vastaan. Conte toimii äh, siitä huolimatta ainoastaan pelastaakseen oman paikkansa ja myi tällä tavoin meidän soverenisuutemme. Hän ehdotti muutoksia, joista emme pääse ikinä eroon Äh, maa, jolla on korkea velka, kuten Italia, sillä ei ole mitään hyötyä tästä. Me olisimme kuin verenluovutta, jotka tiedämme, että meillä ei ole minkäänlaista oikeutta saada yhtään verta, vaikka olisimme kuolemaisillamme hyvä komissio. Ja se miksi millään valtiolla ei voi olla yli kuuden prosentin tasetta, mutta Saksa saa jatkuvasti tätä kaupan sääntöä muuttaa. Näyttää, äh, rikkoa. Näyttää siltä, että sääntöjä noudatetaan vain kun se äh, sille sopii. Italia on pyytänyt joustavuutta vuosia, joten me tulemme nyt sitten taistelemaan, taistelemaan äh, hyökkäystä demokratiaa vastaan ja italialaisten säästöjä vastaan. Me emme voi mitenkään sitä tukea. Kiitoksia. Kiitos edustaja Sardone. Ja sitten vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssiryhmän nimissä Äh, annan puheenvuoron edustaja Ernest Urtasunille. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Gracias, Las reglas en los últimos... Kiitos, komission jäsen. Eh, viime vuosien säännöt ovat olleet tehottomia ja dogmaattisia ja ne ovat eh, huonontaneet tilannetta euroalueella ja olen samaa mieltä tietyistä asioista, jotka olette todenneet, että ne ovat suhdannemyönteisiä, ne ovat byrokraattisia Eh, jos ajattelemme tätä output gap-asiaa esimerkiksi, eh, me tarvitsemme kuitenkin jonkinlaisen lähestymistavan tähän keskusteluun ja haluaisin sanoa muutaman asian. Ensinnäkin, meidän ei pidä pelätä, vai Eh, että avataan keskustelua niin kuin tämä keskustelu. Meidän täytyy katsoa peiliin. Ja toinen asia on se, että teidän täytyisi soveltaa säädöksiä järje, järkevästi. Eh, tiu, sääntöjen liian tiukka soveltaminen, se ei todellakaan toimi. Kiitos edustaja Urttasun. Ja seuraava puhuja on eh, edustaja Eugen Jursitsa ECR e nimissä dobrý podvečer v ostatných rokoch sme. viime vuosina olemme saaneet todistaa pientä parannusta finanssipolitiikassa kun puhutaan eurooppalaisesta velkakriisistä. Olemme selkeästi saaneet nähdä, että velka on laskenut. Jotkut jäsenvaltiot vaativat finanssipoliittisiin sääntöihin enemmän joustavuutta. Ehkäpä haluavat enemmän velkaa ja enemmän alijäämää ja toivovat tulevansa uudelleen valituksi. Sen sijaan, että katsoisivat oikeaa kehitystä, joka on kansalaisten edun mukaista. Eli se, mitä me tarvitsemme, on se, että poikkeuksia enää ei myönnetä näistä säännöistä, vaan sen sijaan muodostamme tiukemman puitteiston, jonka avulla voidaan pitäytyä säännöissä. Ja näin pitää pyrkiä välttämään se, että finanssipolitiikkaa ei noudateta. Kiitos edustaja Jursissa. Sitten kaksi minuuttia. Edustaja Manon Obri GUE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Jo kolme kuukautta ranskalaiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla eläkeuudistuksia vastaan. Kolme kuukauden ajan ne ovat vastustaneet uudistusta, jonka mukaan enetun pitäisi työskennellä kauemmin ja saada todella kurjan huonoa eläkettä. Ja näin olemme tässä tarkastelleet myös sitä, mitä Euroopan komissio on ehdottanut Ranskalle. Ja nämä suositukset sisältävät sen, että pitäisi uudistaa eläkejärjestelmä niin, että tulee helpottaa julkista, julkisen velan määrää. Komissio ei kuitenkaan pitäydy pelkästään tässä, vaan sivulla viisi voidaan lukea, että julkisen velan määrän riippuu siitä, miten hyvin hallitus voi viedä läpi eläkeuudistuksen, eläkeuudistukseen liittyvät kustannukset. Ja täytyy huolehtia siitä, että julkisen terveydenhuollon järjestelmä toimii ja komission kirjassa todetaan myös meidän julkisista palveluistamme, että yhteiskunnan hu- huolehtiminen, minimipalkkataso ja niin poispäin, kuten myöskin verohelpotukset rikkaille, on nimenomaan se, mikä miellyttää Macronin hallitusta. Tässä tavoitteena on vain yksi asia. Halutaan pitäytyä ehdottomasti kolmen prosentin alijäämätasossa. Sääntö, joka otettiin käyttöön, jolla ei ole mitään taloudellista perustetta ja mitä on kritisoitu vaikka kuinka paljon. Euroopan komissio tänä päivänä nyt pohtii näiden sääntöjen asianmukaisuutta. No nyt on kyllä korkea aika tullutkin näitä pohtia. Samalla meidän tulee katsoa myös YK on kestävän kehityksen tavoitteita koko taloushallinnon arkkitehtuuri on se, jota tulisi katsoa uudestaan, jotta se vastaisi sekä ilmastokriisin että epätasa-arvon vaatimuksiin. Missään tapauksessa tämä järjestelmä ei ole ei sosiaalinen eikä ekologinen. Kiitos edustaja Obri. Sitten siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Ludek Niedermayerille. Olkaa hyvä, teillä on minuutti madam president uh, first of all thank the commission to us. Kiitos puhemies. Äh, haluaisin äh, kiittää tästä hyvästä äh, työstä. Ähm, nämä tämä on hyvin perusteltua ja uskon, että ne muutokset, joita on tehty, auttavat jäsenvaltioita muukaamaan talouspolitiikkaansa ja ne ovat laajentaneet eh, ja lähentäneet eh, EUn finanssipolitiikkaa eh, tehneet sitä kestävämpää, mutta työ ei ole vielä päättynyt. näin jatkuvasti laadittava kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa finanssipolitiikkaa jäsenvaltioiden pitäisi löytää tavat edistää prioriteettipolitiikkaa, kuten vihreän e-, e-, kasvun sopimusta, mutta kuulemisen jälkeen olen valmis sekä muutoksiin että siihen, että pidetään kiinni nykyisistä puitteista riippuen tuloksista. Kiitoksia. Kiitos edustaja Niedermayer. Ja sitten edustaja Evelyn Regner. Olkaa hyvä, yksi minuutti Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, monet ää, äh, ää, äh, talouspolitiikan ohjauspaketin kritisoijat pitävät sitä ää, äh, euron pakkopaitana. Miksi? Koska se ei jätä jäsenvaltiolle kovinkaan paljon liikkumavaraa, koska ää, se ää, säästöpakon kautta ää, melkein kuristaa jäsenvaltiot. Budjettipolitiikka on tärkeä suhdanteiden vaikuttaa vaikuttamismahdollisuus. Ja hyvä talouspolitiikka on tässä tärkeää ja siksi jokainen talouspolitiikan ohjauspaketin täytyy huomioida yhteiskunnallinen edistyminen ja infrastruktuurin ja sosiaalinen eh, edistys, kun puhumme eh, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja digitaalista Euroopasta. Tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa ja tarvitsemme enemmän valtiota eh, ja julkisia investointeja. Siksi on erittäin tärkeää tämä nettovajeen määritelmä on oltava sellainen, että kultaista sääntöä noudatetaan, eli menot ilman julkisia investointeja kiitos evelyn regner ja sitten edustaja sven giegold olkaa hyvä teilläkin on minuuttia frau präsidentin! eine gemeinsame währung braucht gemeinsame puhemies yhteinen valuutta tarvitsee yhteiset säännöt mutta emme saa esittää mitään nykyisellä vakaus ja kasvusopimus ei ole tehnyt valtion menojen koordinoitusta koordinoimisesta velvoittavaa eikä se ole tehnyt sitä tulevaisuuteen katsovampaa. säännöt ovat niin monimutkaiset että jopa finanssinörtit kuten minä emme pysty niitä välttämättä ymmärtämään. Ja siksi komissiolla on hyvin paljon liikkumavaraa sääntöjen noudattamisessa. Se on tehnyt säännöistä poliittisen välineistön, josta on ollut hyvin vähän hyötyä. Päinvastoin eurooppalaiset finanssipoliittiset säännöt ovat johtaneet siihen, että laajasti on liian vähän investoitu julkisiin hyödykkeisiin. Rautatiet, koulutus, kaikki kärsii. Valtion investointiaste on laskenut jopa, mutta me tarvitsemme investoinnille ystävällisiä budjettisääntöjä. Tämä onnistuu säännöllä, joka hyödyttää kaikkia investointeja poikkeukset vihreille tai digitaalisille investoinneille pelkästään, kuten te olette ehdottaneet, eivät ratkaise ongelmaa, koska meillä on samat ongelmat myös koulutuksessa, asuntotuotannossa ja terveydenhuollon alalla. Siksi tarvitsemme johdonmukaista tulevaisuuteen katsomista ja sääntöjen yksinkertaistamista. Vain ymmärrettävät säännöt ovat vahvoja sääntöjä, jotka pystytään myös toteuttamaan.

nimitti koko tämän sopimustan ihan tyhmäksi sopimukseksi. Ja tekin olitte pääministerinä Italiassa ennen kuin teistä tuli komissaari. Me tarvitsemme siis vakavasti otettavia muutoksia, emmekä pelkästään puhetta niistä. Me tarvitsemme lisää investointeja, sillä yksinkertaistamisen lisäksi tarvitsemme myös lisää joustavuutta. Millä tavalla aiomme vähentää alueellisia ja yhteiskunnan epätasa-arvoa, jolle me saa kestävää kehitystä aikaiseksi ja mm, oikeaa julkista rahoitusta. Voimmeko ikinä soveltaa vihreää sopimusta, <clears throat> jos meillä tällainen epälooginen sopimus on käytössä, niin kuin sitä on sovellettu viimeisen kymmenen vuoden ajan? Ja miksi komissio toimii vain niitä maita vastaan, joilla on ollut suuret alijäämät eivätkä tehneet yhtään mitään. Nämä näin haluan vastaukset. Kiitos edustaja Papadimoulikselle. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Georgios Kyrtsosille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä herra Gentilonin kanssa. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta äh, julkisia investointeja voidaan äh, nostaa. Äh, olen kyllä sitä mieltä, että sääntöjä sovelletaan esimerkiksi Euroopan maissa olla paljon tiukempia julkisessa taloudenpidossa kuin Yhdysvalloissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja mehän haluamme myös pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana. Paljon menestystä olemme saaneet aikaan, se on totta, mutta kreikkalaisena minun on sanottava, että vuoden 2012 ja 2015 välillä tehtiin paljon velkaa ja vuoteen 2020 asti olemme onnistuneet vähentämään velkaantumista ja saamme aikaan primäri ylijäämää. Mutta koska on ollut valvontaa, oli mahdollista tämä saada aikaan ja tämä menestys, vaikka se olisi, maksoikin yhteiskunnallisesti paljon, joten valvontaa kyllä tarvitaan. Kiitos edustaja Kyrtsos. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Margarida Marquez. Minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies kiitos. Ehm, kiitos ehdotuksestanne ja on hyvä että voimme käydä tätä keskustelua. vakaus ja kasvusopimuksen normit ehm, vuonna 2020 ehm, investointien taso on talouskriisiä edeltävää tasoa matalammalla. Julkiset investoinnit ovat välttämätön ehto, jotta voimme saada aikaan kestävää kasvua ja pitkän aikavälin kasvu on asia, johon meidän on sitouduttava. Sen takia tämä arviointi ja sen loppuun saattaminen on tärkeää. Sitten eh, suhdannevastainen politiikka. Me tarvitsemme puitteet, jotka ovat yksinkertaiset. Se, ja myöskin joustavammat. Ja kolmanneksi meidän täytyy eh, olla joustavia eh, talousarvio liittyvissä eh, normeissa. Näin me voimme saattaa loppuun euroalueen talousarvioiden liittyvän strategian me tarvitsemme myöskin välineet, jotka takaavat lisää demokratiaa ja lisää vastuuta jäsenvaltioihin. Kiitos edustaja Markkeesille tästä puheenvuorosta ja sitten edustaja Damian äh, Karen. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. President. Hyvä puhemies. Miinus 0,25 prosenttia, ketkä on ja muilla pörsseissä on valtavia laskuja Tämä mm, kertooko se nyt hyvästä vai huonosta taloudesta. 60 prosenttia velkaa ja maksimissaan 3 prosenttia alijäämää. Ne ovat säännöt, joita tulee noudattaa. Mutta mitä meidän tulisi katsoa näistä muista luvuista, jotka ovat paljon tärkeämpiä meidän tulevaisuudellemme? Meidän tulisi katsoa sitä, mitä maksaa esimerkiksi sosiaalinen epätasa-arvo tai mitä maksaa ilmastonmuutos. Meidän täytyy hoitaa taloamme, mutta meidän talomme palaa. Ja meidän täytyy pyrkiä nyt sammuttamaan tämä tulipalo. Meillä on sellainen eh, talous, joka rohkaisee hiilineutraaliutun, vie eteenpäin vihreitä investointeja. Ja nyt kysynkin teiltä, hyvät kollegat, pyydän teiltä sitä, että hyödyntäkäämme tätä muutosmahdollisuutta siihen, että poistuisimme näistä vanhoista säästösäännöistä. Ne vain ajavat meidät seinää vasten. Muussa tapauksessa me emme voi jatkaa elämämme yhteisessä talossa, joka kuuluu meille kaikille. Kiitos edustaja Karem. Sitten edustaja Irene Tinagli. Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Ah, minun on kerrottu, että hän ehkä ei ole täällä. Cheers. Äh, Irena Tinagli. Niin, anteeksi, <laughs> virheen. Seuraava onkin edustaja Pedro anteeksi. Edustaja olkaa hyvä. Thank you, Chair. Commissioner Gentiloni, this is... puhemies, komission jäsen Gentiloni, tämä on avain keskusteluun Euroopan tulevaisuuden ja euroalueen kannalta. Me olemme onnistuneet vakauttamaan talous- ja budjettitilanteen Euroopassa kokonaisuudessaan, mutta sanoisin, että nykyisellä talous politiikalla on ollut rajallinen eikä aina myönteinen vaikutus. Me tarvitsemme pitkän aikavälin kasvua investointien kautta, erityisesti vihreiden investointien kautta. Me tarvitsemme puitteita, jotka ovat kiinnostuneempia kasvun kestävyydestä eikä pelkästään lyhyen aikavälin budjettiindikaattoreista. Me tarvitsemme paljon enemmän joustavuutta vaikeina aikoina ja erityisesti syklin vastaisia eikä myötäsyklisiä sääntöjä. Me tarvitsemme todellista makrotaloudellista tasapainoa kaikille, ei vain joillekin. Muuten vaarana on, että syntyy mm, pitkän aikavälin taantuma ja sitten mm, jonain päivänä meidän on ö, vietävä vientimme vaikeutuu, jos jotkut valtiot eivät puutu ylijäämiinsä. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos erittäin paljon edustaja Marques. Sitten huomaan, että seuraavat puhujat eivät taida olla täällä paikan päällä. Edustaja Irene Tinavi, Eero Heinaluoma ja Jose Gusmao. En havaitse ketään teistä täällä enkä myöskään havaitse edustaja francesca donatoa. saattaa olla tietenkin että tämä myrsky ja sen vaikutukset liikkumiseen tänne strasbourgiin ovat nyt vaikuttaneet tähän eli näin ollen meidän on siirryttävä ähm, tähän puheenvuorolistan ulkopuolisiin pyyntöihin catch the eye ja haluaisin ensimmäiseksi pyytää edustaja marias pyrakin puhumaan minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kasvu- ja vakauspaketti on niiden sääntöjen summa, jotka takaavat Euroopan unionin toiminnan. Sen tulee olla nyt myös se työkalu, jonka avulla vihreää sopimusta täytäntöönpanna, mikä merkitsee, että vihreät kestävät investoinnit voidaan rahoittaa budjetista. Meillä on kaksi kysymystä tästä johtuen. Ensinnäkin, onko tavoitteena ne antaa Kreikalle mahdollisuus lisätalousmahdollisuuksiin vihreällä alalla, varsinkin niillä alueilla, jotka ovat joutuneet lopettamaan hiilen käytön. Samalla meidän täytyy kuitenkin saada aikaiseksi budjettiin. Toiseksi, oletteko sitä mieltä, että voimme saada alhaisen ALVn, varsinkin näillä aloilla, niin että investoijilla olisi vielä lisäkannustin investoida vaikkapa mm, Länsi-Makedonian alueelle. Kiitos edustaja Spyraki. Ja sitten seuraavaksi edustaja Josas Olekas. Oletteko täällä? Olekas. En havaitse teitä, jolloin antaisin puheenvuoron edustaja Mauri Pekkariselle. Oliko, oliko edustaja Olekas täällä? Ah, te olette siellä, hyvä. Teillä on puheenvuoro, minuutti, olkaa hyvä. E, mano pavardė Olekas. Kiitos puhemies. Sukunimeni on Olekas. Olla en kuullut e, oota. E, hyvä komission ja sen kiitoksia, että esittelitte tämän tiedonantonne. Me kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeä vakaus- ja kasvusopimus on rahoituksemme turvallisuuden kannalta, mutta te kyllä myös vähän provosoitte. Sanoitte, että tulevaisuuden kasvu voi olla ainoastaan vihreää tai sitten ei ole kasvua ollenkaan. Miten voidaan varmistaa, että vihreä kasvu näemme mahdollisuutena emmekä pelkästään ongelmana? Tärkeä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

E meidän täytyy luoda sisämarkkinoille eh, vaurautta. Me olemme saaneet aikaan tasapainoa ja meidän täytyy, täytyy muistaa myöskin periferisiä alueita. Taloudellinen ohjausjärjestelmä ei ulottunut meille kriisin aikana ja jos me, m, nyt me tuhoamme tuotantojärjestelmää, julkisia ta, äh, julkaisia palveluita, meidän täytyy vapauttaa meidän tästä talousmallista ja vakaussopimuksesta ja me, me, me, se pitää meidät palkkatason matalana ja, ja, ja komissio on äskettäin lyö, luo, luo, löytänyt ekologian viime aikoina ja kierrättää käsityksiä. Kiitos eh, edustaja Ferreira. Ja sitten edustaja Castaldo, varapuhemies. Onko hän täällä? En näe häntä, jolloin annankin puheenvuoron sitten edustaja Jutta Paulusille. Jutta Paulus, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Mielestäni on äärimmäisen kiinnostavaa, miten äh, kiihkeästi täällä keskustellaan siitä, että meidän olisi suljettava kestävät investoinnit investointisääntöjen ulkopuolelle. Tämä on mielestäni hyvin järkevää, kannatan sitä. Samanaikaisesti mielestäni on yllättävää, että tämä kestävyyssääntö muissa investoinneissa ei ole laisinkaan merkittävä. Puhun tietenkin tästä tunnetusta PCI-listasta, josta tulemme vielä erikseen keskustelemaan. Eli miljardeja laitetaan fossiilisen infrastruktuuriin jotakin, jota me emme tarvitse. Me tässä mm, tuotamme sellaisia investointeja, jotka ovat turhia kansalaisille, jotka vain lisäävät ilmastokriisiä. Ja mielestäni on kiehtovaa, että yhtäältä puhumme siitä, että meidän pitäisi kestäviä investointeja kurittaa niin kovasti, mutta samanaikaisesti kestämättömiin investointeihin haluamme syytää varoja. Kiitos edustaja Paulus ja sitten nyt on edustaja Castaldo, varapuhemies, saapunut paikalle ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Äh, hyvin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa kuin kymmenen vuotta sitten, kun äh, korko on hyvin alhaalla, mm, niin meillä on nyt se aika, että meidän täytyisi uudelleen arvioida mm, Äh, budjettikurisääntöjä. Äh, sääntöjä. Äh, tässä ei ole kyse pelkästään säännöistä itsestään, vaan myöskin niiden asymmetrisestä soveltamista, joka on johtanut kahden nopeuden Eurooppaan sitä kautta, että komissio on painostanut liikaa liittyen julkisiin menoihin, eikä laisinkaan ole huomioitu järjestelmän riskejä, jotka liittyvät makrotaloudellisen epätasapainoon joissakin maissa. Nyt komissikin on tullut siihen tulokseen, että täytyy uudelleen arvioida nykyisiä talouspoliittisia sääntöjä, jotta voidaan kunnostaa jäsenvaltioita investoimaan investoimaan torjumaan työttömyyttä ja investoimaan ilmastonmuutoksen torjumiseen erityisesti vihreiden investointien kautta näin toivomme ja mahdollisesti myöskin vihreiden joukkovelkakirjojen kautta. Tässä on paljon pelissä. Toivottavasti komissio jatkaa tällä tiellä, koska jos nyt sitten arkitaan uudelleen, niin se on viimeinen asia, jota euroalue tarvitsee. Kiitoksia. Kiitos Fabio Castaldo. Ja sitten edustaja Maria Grappini, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule Kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut siitä, komissaari, että tiedätte vastauksen tähän. Miten löydätte ratkaisuja? Tietenkin meidän on sovellettava talouspolitiikan ohjausta nykyiseen tilanteeseen. Euroopassa on selvästi kaksi nopeutta. Meillä on euroalue ja meillä on euron ulkopuolinen alue. Meillä on Schengen-alue ja meillä on Schengenin ulkopuolinen alue. Meillä on valtioita, joissa talouskehitys on erilaista. Samanaikaisesti meillä on kuitenkin samat indikaattorit, samat vajeet. Emmekö kuinka voimme mm, tehdä investointeja ja pitää yllä hyvin alhaista vajetasoa. Mm, kuinka voimme tähän vihreän kehityksen sopimuksen investoida? Miten määrärahoja jaetaan vähemmän kehittyneille alueille? Voitaisinko talouspolitiikan ohjausta muuttamalla vähentää alueiden välisiä eroja, koska määrärahat keskittyvät neljään tai viiteen valtioon, näin sanoo tilintarkastustuomioistuin, ja alueiden väliset erot ovat kasvaneet. Meidän täytyy vastata tähän talouspolitiikan ohjausta muuttamalla. Kiitos Maria Grappini. Ja sitten edustaja Claire Daly, olkaa hyvä president um, there's been a lot of. Kiitoksia puhemies. Komissio puhuu paljon siitä, että sen tulisi tarkastella uudelleen finanssipolitiikkaansa ja niitä toimenpiteitä, joita tehtiin talouden romahduksen jälkeen. Mutta minusta tässä on kysymys enemmänkin siinä, mikä vaikutus tällä on Euroopan kansalaisia. Minun mielestäni tämä kertomus on kyllä vähän se, että tässä nyt yritetään vähän naamioida nuo säästötoimenpiteet hyviksi. Kuitenkaan ei ole kiinnitetty ollenkaan huomiota niihin vaikutuksiin, joita sillä on ollut kansalaisiin pankkiireiden kans- velat kaadettiin kansalaisten niskaan. Se nähtiin myös viikonlopun aikana Irlannin vaaleissa, jossa kansalaiset nousuivat vastustamaan näitä säästötoimenpiteitä. Säästötoimenpiteitä, jotka estivät investoinnit kansanterveyteen ja julkisiin menoihin. Ihmisillä ei ole kattoa päänsä päällä. Komissio on kysynyt, mitä voitaisiin hoitaa paremmin, kun kysymys on taloushallinnosta. No minä voin ehdottaa sitä, mitä jos muutettaisiin EUn velka- ja alijäämäsääntöjä niin, että eivät ne sovi, sovellu esimerkiksi sosiaalisiin investointeihin. Kiitos Claire Daly ja sitten edustaja Mick Wallis ja tämä onkin viimeinen Catch the puheenvuoro Olkaa hyvä. Very much, Madam President. Kiitos puhemies minä uskon, että vakaussopimusta on äh, uudistettava. Tarvitsemme uudenlaisen äh, formaatin. Liian monet kansalaiset Euroopassa jäävät jälkeen näiden tiukkojen sääntöjen takia. Ihmiset sanovat, että me tarvitsemme näitä tiukkoja sääntöjä, jotta meillä olisi äh, taloudellista vakautta. rahoitusvakautta ja turvallisuutta kenelle? Liian monet ihmiset valitettavasti jäävät jälkeen ja jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta, jotta ne pystyvät paremmin huolehtimaan niistä, jotka eniten apua tarvitsevat. Ja kuten kollegani sanoi, Irlannissa tänä viikon loppina äh, neoliberaalit puolueet äh, saivat todellisen löylytyksen, koska äh, ne eivät palvelleet niiden etuja, jotka heitä eniten tarvitsevat. Ja viimeinen asia, sosiaalista investoinnista. Meidät on pakotettu PPP-ihin infrastruktuurilta varten. Me voimme lainata rahaa alle prosentin korolla, joten jos se ei sotkisi tätä kolmen prosentin sääntöä. Kiitos edustaja Wallis. Ja nyt sitten tämä keskustelu on siinä vaiheessa ja olen muuten erittäin iloinen, että olette noudattaneet puheaikoja käsittämättömän hyvin jokainen. Ja sitten lopuksi komissaari Gentiloni, olkaa hyvä Uh, uh, Kiitoksia. Kiitoksia kaikille parlamentin jäsenille näistä puheenvuoroista. Minusta tässä on kyseessä vasta keskustelun alku. Keskustelu, jota käydään seuraavan viiden, kuuden kuukauden ajan. Jos haluamme löytää yhteisiä näkemyksiä tässä keskustelussa, niin olen ymmärtänyt, että meillä on yksimielisyys ainakin muutamasta asiasta. Yksi sitä, että näitä sääntöjä tulisi tarkastella uudelleen. Toiseksi, että meidän tulisi muuttaa sitä, että ne ovat liian suhdannemyönteisiä ja niistä tulisi yrittää tehdä yksinkertaisempia. Tämä on rajallinen pohja, mutta kuitenkin siinä päästään jonkun verran eroon näistä näkemyseroista. Minusta meidän tulisi pyrkiä eroon ajatuksesta, jossa meillä on kaksi eri ideologista kantaa kasvun puolesta tai vakauden puolesta. Se halvauttaa mahdollisuudet, joita meillä on uudistaa oikeaan suuntaan näitä sääntöjämme. Ja mielestäni parlamentti voi vahvasti olla mukana kuromassa umpeen näitä ideologisia eroja. Sitten on tietysti suuria eroja, jotka ymmärrän täysin hyvin, mutta jos me työstämme tätä ja pyrimme vähentämään monimutkaisuutta säännöissä, torjumaan suhdannemyönteisyyttä, pyrimme muokkaamaan näitä sääntöjä. Minusta se on oikea suunta. Ja lopuksi haluan todeta, että kaikki tämä työ, joka liittyy päätavoitteeseen, joka uudella komissiolla ja parlamentilla on, eli tämä vihreä siirtyminen, niin vastaukseni on ehdottomasti kyllä, sillä on erittäin vaikea ymmärtää sitä, miten kykenisimme viemään eteenpäin tätä siirtymää ilman, että meillä olisi vahva sitoumus eh, julkisissa investoinneissa. Ja tästä syystä minun mielestäni meillä on selkeä yhteys näiden tavoitteidemme välille, jotka liittyvät vihreän siirtymään ja äh, taloudellisen hallinnon uudelleen tarkistamiseen. Kiitos vielä kerran. Tämä oli ensiaskel pitkällä polulla, jolla jatkamme parlamentin ja valiokuntien kanssa seuraavien viikkojen ja kuukausien ajan. Kiitoksia. Um, Kiitos komission jäsen Gentiloni. Tähän päättyy tämä keskustelu ja meillä taitaa vaihtua myös komission jäsen. Hyvää iltaa teille. Pidämme ihan hetken tauon. So colleagues, the next item on our... No niin, kollegat. Seuraava asiaistyslistalla on komission julkilausuma tarkistettua laajentumismenettelyä koskevan komission ehdotuksen arviointi. Ja keskustelun aluksi annan puheenvuoron komission jäsen Vaelille. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että se on tämän tärkeän asian ottanut täysistunnon esityslistalle heti sen jälkeen, kun komissio on ehdotuksensa hyväksynyt tästä uudistetusta laajentumismenettelystä. Tämä on hyvä tapa täällä esitellä, miten laajentumisprosessia voidaan vahvistaa ja miten voidaan antaa uskottava EU näkymät Länsi-Balkanin maille. Haluan korostaa teille, että geopoliittiselle komissiollemme täysi sitoutuminen naapurimaihin on pääprioriteetti. Euroopalla pitää pitää olla vahva yhtenäinen ääni maailmassa ja sen on täysin huomioitava geopoliittinen roolinsa erityisesti naapurialueellaan. Tämä on erityisen merkittävä siellä, koska meidän on edistettävä rauhaa, vakautta ja hyvinvointia. Ja tämä on meidän oman etumme mukaista, mutta kyse on myös uskottavuudestamme. Tämän komission prioriteetti on nopeuttaa edistymistä Länsi-Balkanilla ja annettava uskottava ulottuvuus tulevaisuuden liittymiselle. Siksi kuljemme kolmella eri raiteella. Ensin meillä on tämä tiedonanto tarkistetusta laajentumismenettelystä, josta kerron teille eh, kohta. Sitten eh, neuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa ennen Zagrebin Länsi-Balkanin huippukokousta. Ennen huippukokousta eh, meillä on tämä kolmas osio, joka on taloudellinen kehityssuunnitelma alueelle. Tarkoituksena on luoda vahva talous alueelle, jotta nämä valtiot lähenisivät nopeammin yhteisiä standardejamme. Tämä ensimmäinen raide perustuu neljälle perusperiaatteelle, joiden pitäisi hyödyttää sekä hakijamaita että jäsenvaltioita. Ensinnäkin tämän prosessin on oltava uskottavampi Jäsenvaltioiden on toteutettava ne uudistukset, jotka ne ovat luvanneet, ja EU on sitten toteutettava lupauksensa, kun ne sen tekevät pidämme enemmän kiinni perusoikeuksista ja vapauksista ja uudistuksista. Tämä tarkoittaa oikeusvaltioperiaatetta, myös toimivat demokraattiset instituutiot, julkishallinnon uudistus ja taloudelliset kriteerit. Toinen periaate on se, että prosessin poliittinen luonne pannaan keskiöön. Me haluamme korkean tason sitoutumista ehdokasmaihin ja säännöllisten EU-Länsi-Balkanin huippukokousten ja ministerikokousten kautta. Haluamme ottaa jäsenvaltiot enemmän mukaan ja antaa niille enemmän mahdollisuuksia äh, arvioida ja valvoa prosessia, jotta äh, pystytään seuraamaan niitä perustavanlaatuisia uudistuksia, joita tarvitaan. Kolmas periaate on se, että koko prosessista on tultava äh, dynaamisempi, on keskityttävä enemmän avainaloihin, kun luvut yhdistetään mm, politiikan aloihin, pystytään keskustelemaan äh, syvällisemmin temaattisista kysymyksistä. Meillä on myös mahdollisuus varhaisessa vaiheessa sopeutua EU-politiikkaa, kuten siis digitaaliseen agendaan tai ten verkkoihin Haluaisin myös korostaa sitä, että kun tärkeitä uudistuksia on jo tehty ennen kuin äh, luku avataan, niin silloin äh, aikataulu tämän klusterin avaamisen ja luvukujen sulkemisen välillä pitäisi olla rajallinen mielellään vuoden sisällä. Tämä täysin riippuu uudistusten tahdista. Tämä on tärkeä poliittinen tarjous meiltä koko alueelle. Jos he toteuttavat uudistukset, niin mekin olemme valmiita toimimaan. Nämä klusterit mahdollistavat äh, julkishallinnon, nämä klusterit ja julkishallinnon uudistaminen ovat keskeisessä äh, roolissa. Nämä on ensimmäinen luku, joka avataan ja se on myös viimeinen, joka mm, suljetaan. Ja riittävästi edistystä tarvitaan tällä alalla ennen kuin muita ryppäitä voidaan sulkea. Äh, tämä prosessin täytyy olla myös paremmin uskottavampi kummallekin osapuolella. Ehdokasmaille täytyy olla selkeämpää, mitä ehtoja on täytettävä ja millainen myönteinen vaikutus on edistyksellä ja millaisia kielteisiä vaikutuksia on sillä, jos ei edistytä. Me tarvitsemme selkeitä kannustimia uudistuksiin rohkaisemiseksi. Jos mm, valtiot edistyvät riittävästi, niin kansalaisten pitäisi nähdä nopeutetun integraation hyödyt ja sen hyöty että sopeudutaan eu politiikkaan. Tämä pitäisi liittyä lisäinvestointeihin ja rahoitukseen. Samanaikaisesti jäsenvaltion on oltava luottavaisia sen suhteen, että peruutettavuutta on ja että korjattaviin toimiin ryhdytään, jos uudistukset menevät väärään suuntaan. Tämä tehdään tiukempien toimenpiteiden kautta, esimerkiksi sanktioiden tai peruuttamisen kautta. Ja lisäksi minun on sanottava, että vaikka vahvistamme tätä prosessia, prosessia, niin tavoite on sama, liittyminen ja täysi EU-jäsenyys. Tämän rinnalla toisena raiteena komissio pitää kiinni suosituksista, että tavoitetaan liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa ja toivomme, että nämä voidaan käynnistää ennen Zagrebin Länsi-Balkanin huippukokousta. Kummatkin valtiot ovat toteuttaneet sen, mitä niiltä on pyydetty. Kun vierailin Skopjessa ja Tiranessa viimeksi korostin uudistusten merkitystä ja vaadin, että ne toteuttamista jatketaan. Kummatkin, jäsenvaltiot ovat, kummatkin valtiot ovat sitoutuneet uudistuksiin. Samanaikaisesti EU on myöskin lupauksensa täytettävä. Tulemme kertomaan näiden valtioiden edistyksestä vielä helmikuussa, jotta pystymme valmistamaan neuvoston päätöstä. Kaikenlainen lykkäys meidän mielestämme on vaarana koko alueen vakaudelle. Vaarana on myös, että kolmannet osapuolet puuttuisivat asiaan ja tarjoisivat toisenlaisia narratiiveja. Sitten kolmas raide, nämä merkittävät uudistukset, joihin Länsi-Balkanin maat niiden on ryhdyttävä. Niitä voidaan parhaiten tukea talouskasvun avulla ja kehittämällä toimivia markkinatalouksia. Siksi Zagrebin huippukokouksessa komissio haluaa ehdottaa uudenlaista talouspolitiikkaan perustuvaa lähestymistapaa joka olisi kulmakivenä tälle alueelle. Meidän tavoitteenamme on vahvistaa läsnäoloamme Länsi-Balkanilla, lisätä investointeja ja auttaa sulkemaan taloudellinen kuilu välillämme. Meidän on katsottava, mihin konkreettisiin toimiin voimme ryhtyä Länsi-Balkanilla, jotta pystymme lisäämään pääsyä EUn sisämarkkinoille, luoda työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia, lisätä investointi-ilmapiiriä ja pysäyttää aivovuotoalueelta. Kuten tiedätte tai näette, tämä on erittäin kunnianhimoinen agenda tälle alueelle. Me tarvitsemme vahvaa poliittista tukea tältä parlamentilta, jotta pystymme sinne onnistumaan. Meidän on saatava takaisin usko ja luottamus. Tämä tarkoittaa, että meidän on kohdeltava Länsi-Balkanin maita yhä enemmän tulevina jäsenvaltioina, joka on meidän yhdessä sopivamme tavoite. Tämä on EUn kannalta hyödyllistä. Kiitoksia. I now open the floor for... Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ja nyt eh, puheenvuorot ryhmien edustajat. Ensinnä Rova Gall. A bizottság eljárási javaslatát, amelyik alkalmas arra, hogy elmozdítsa holdpontjáról a nyugat-balkáni bővítést. Kiitoksia. Tämä uusi prosessi, jonka Euroopan komissio on selventänyt, voi toimia siltana kahden jäsenvaltioryhmän välille, jotka ovat suhtautuneet vielä skeptisesti tähän laajenemiseen. Meidän täytyy pyrkiä Montenegron Serbian kohdalla tuloksellisuuteen ja näiden avainasemassa olevien maiden kanssa meidän täytyy pyrkiä eteenpäin. Erittäin lyhyessä ajassa on kuitenkin saatu aikaiseksi erittäin hyvä ehdotus ja näin voimme vielä ratkaista tilanteen ennen maaliskuun huippukokousta ja Macedonian ja Albanian kanssa voidaan tarkastella tilannetta. Samalla meidän tulee katsoa myös sitä, millä tavalla Euroopan komission ja jäsenvaltiot voivat päästä askeleen eteenpäin. Kysymys on Länsi-Balkanin alueen maista, on kysymys rauhasta, turvallisuudesta meidän mantereellamme, eli tässä on erittäin korkeat panokset kyseessä. Kiitoksia. Ja sitten SD-ryhmän puolesta herra Pikula. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Minä haluaisin onnitella komissiota tästä, tästä esitetystä asiakirjasta. Ja Länsi-Balkanin kahdelta maalta on kielletty mahdollisuus aloittaa eh, jäsenyysneuvottelut. Oikeusvaltio- ja demokratian periaatteet tulisi asettaa laajentumisprosessin keskiön, erityisesti oikeusjärjestelmä, korruptio eh, ja myöskin tiedotusvälineiden vapaus. Tämä ehdotus mahdollistaisi sen, että esimerkiksi Green Dealin ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen mahdolliset voimavarat tulisivat hakijamaiden käyttöön jo ennen jäsenyyttä. On hyvin tervetullutta, että hakijamaat voivat päättää itse, haluatko neuvotella eh, tämän uuden metodologian mukaisesti. Montenegro esimerkiksi on jo neuvotellut seitsemän vuoden ajan eh, jäsenyydestä. Sen takia toivon, että tämä asiakirja eh, vakuuttaa ne, jotka ovat suhtautuneet epäilevimminkin, että on avattava neuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Ja meidän on u- kannustettava niitä uudistuksia näissä maissa, joita on pyydetty jo monien vuosien ajan. Tämä uusi eh, tapa on kestävä ja nyt jäsenvaltioiden täytyy nyt näyttää, että he noudattavat eh, antamia lupauksia. For two minutes for Renew Europe, Mr. Herra Kutsuk, kaksi minuuttia Renew-ryhmän puolesta. Please Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Nyt aloitan puheen loppupäästä. Hyvä komissaari, viime lokakuun äh, huippukokouksen epäonnistumisen jälkeen meillä oli varaa toiseen epäonnistumiseen maaliskuussa. Olen samaa mieltä kanssani siinä, kun toteatte, että meidän täytyy oppia menneisyydestä, eikä saa luvata sellaista, mitä me emme kykene pitämään. Mutta nyt meidän täytyy myös katsoa sitä, millä tavalla voimme mennä eteenpäin ja miten voimme saada vietyä eteenpäin Länsi-Balkanin kansan toiveita. Toivottavasti nyt ei nähdä mitään viime hetken yllätyksiä. Vielä ei voi tehdä mitään yleistä päätelmää siitä, millä tavalla tilanne tuo toimii, mutta jotta voitaisiin parantaa liittymisprosessin tehokkuutta, me emme saa monimutkaista laajenemisprosessia itseään. Meidän täytyy keskittyä myös enemmän näihin perustavanlaatuisiin uudistuksiin ja saada aikaiseksi selkeä ehdollisuus. Minä kannatan voimakkaasti tätä uutta prosessia. Kuitenkaan en halua nähdä, että tämä uusi ajatus luo uusia ehtoja, jotka lamauttavat tämän alueen pitkäksi aikaa EUn takapihalle. Tätä me olemme yrittäneet ehdottaa myös poliittisen ryhmämme nimissä. Ja länsi aluetta koskeva poliittinen paperimme koskee nimenomaan meidän arvojamme ja meidän käsitystämme laajenemista. Me haluamme että ehdokasmaiden kansalaiset ovat läheisemmässä yhteistyössä kanssamme ja voivat hyötyä näin tästä äh, prosessista. Haluamme ottaa kumppanimme mukaan jo varhaisemmassa vaiheessa tärkeisiin politiikan aloisiin, digitaaliseen politiikkaan, vihreään sopimukseen ja niin poispäin, jotta ne voivat hyötyä tästä jo pitkälti ennen itse liittymistä. Eurooppalaiset näkymät ovat tärkeä moottori tuon alueen toiminnalle. Meidän täytyy aina ymmärtää myös se, että ryhmämme on vienyt eteenpäin johdonmukaista lainamispolitiikkaa. Me uskomme, että uudistukset, jotka liittyvät EU-hun, Niitä pitäisi viedä eteenpäin käsi kädessä laajenemisprosessin kanssa. Meidän täytyy uudistaa tätä prosessia ei pelkästään Länsi-Balkanin maiden kanssa, vaan Euroopan unionin itsensä vuoksi. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitoksia. Seuraavana Rouva Frisco, kaksi minuuttia ID-ryhmän puolesta. Herra presidentti. Kiitoksia äh, puhemies arvoisa komission jäsen. On, tämä on hieno äh, tämä äh, komission poliittinen tarjous Länsi-Balkanin maille, mutta täytyy myös ilmoittaa, että on epäonnistuttu aikaisemmin näiden valtioiden uudistusten puute oikeusvaltion saralla, joka on ainoa demokratian tae. Työttömyys, taloudellinen vaje, epätasapainoa sisältä ja ulkona, vaikka aiheuttavat sen, että tämä alue koskevat taloudelliset epätasapainot, mutta onko tämä oikeusvaltio vain lause vai onko se ole tae sille, että pystymme elämään keskenämme. Albanian on sodassa itsensä kanssa, siellä on korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisia hyvin korkealla tasolla suuria eroja, kuiluja, joita emme pysty kuromaan umpeen. Komissio haluaa hyödyntää menetelmää, mutta se ei halua puuttua ongelman sisältöön. Tämä menetelmä on se syy, miksi Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa käytävät neuvottelut keskeytettiin muutama kuukausi sitten, mutta me kaikki tiedämme, että se mikä meitä huoletti oli tulevaisuuden näkymät, kun nämä valtiot liittyisivät. Joten turvallisuus on kysymys, jota vain lyhyesti mainitaan komission ohjelmassa. Kuitenkin kansalaiset vaativat meiltä, että puolustamme ja suojelemme tätä Eurooppaa. Siksi, hyvä komission jäsen, on riittävää, että ainoastaan vaaditaan uudistuksia, koska Eurooppa ei pysty ratkaisemaan kaikkia Länsi-Balkanin ongelmia. Sen sijaan meidän pitää pitää kiinni siitä, että oikeusvaltion peruttamattomuus on erittäin tärkeä osa tätä prosessia. Seuraavana von Kramon Taubadel vihreiden ryhmän puolesta yksi äh, puolitoista minuuttia. on... Hyvät kollegat, hyvät kol... Äh, puhemies. Meidän mielestämme tämä logiikka on hyvä, mutta meidän täytyy katsoa myös tätä perustavanlaatuista pohjaa. Ilman toimivaa demokratiaa, ilman oikeusvaltioperiaatetta ja ilman hyvää hallinnointia ei ole mitään puhuttavaa. Valitettavasti demokraattiset toimielimet eivät ole turvassa. Oikeusvaltioperiaate ja median monimuotoisuus ovat olleet laskussa sen jälkeen, kun Serbia aloitti neuvottelut vuonna 2014. Samalla mekin esitämme, että mitä ole tapahtunut ja jatkamme näitä neuvotteluita muista luvuista ilman perustavanlaatuisia asioita. Me kuitenkaan voi mennä eteenpäin myös muilla aloilla. Uusi lähestymistapa on sellainen, että voimme mennä eteenpäin vasta siinä vaiheessa, kun näemme edistystä. Kunnianhimoisemmat maat täytyy ottaa mukaan mahdollisimman monen EU-politiikan alaan. Näin voimme saavuttaa uudelleen uskottavuuden ja voimme työstää todellisia muutoksia kaikkien kansalaisten elämässä tuolla alueella. Euroopan kaakkoisalueesta täytyy tulla osa vihreä me jos haluamme vuoteen 2050 mennessä tehdä Euroopasta ilmastoneutraalin. Meidän tulisi kuitenkin pitää lupauksemme. Mikään ei korvaa sitä pettymystä, jonka neuvosto sai aikaiseksi viime huippukokouksessa lokakuussa. Meidän täytyy ehdottomasti näyttää vihreää valoa Makedonialle, Pohjois-Makedonialle ja Albanialle. Kaikki nämä lupaukset ovat nyt täytettävä, kun kaikki vaatimukset on täytetty. Uudet kriteerit ovat järkeviä vasta siinä vaiheessa, kunhan me pitäydymme myös omissa lupauksissamme. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. ECR-ryhmän puolesta yksi minuuttia. Stegrud. Fru talman, tack för ordet. Den... Kiitoksia puhemies. Ja, EU eh, e on Yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt EU-sta ja meidän suurin epäonnistumisemme on melkein toteutunut. Ja me, me olemme, Brexit ei ole vain EUn ongelma. Ruotsi, meillä on rikollisuus ja palkkojen hintojen polkeminen ovat, ovat ongelmia, jotka koskettavat myöskin Ruotsia. Ja, me, ja meidän, me, komissio on pohtinut ja pyrkinyt ottamaan oppi, opiksi eh, aikaisemmista toiminnasta. Miten eh, laajentuminen voi onnistua, kun meillä on kaksi maata, jossa työttömyys ja taloudelliset ongelmat ovat valtavan eh, laajoja. Ja ovatko ne nyt sitten ruotsalaiset veronmaksajat, jotka maksavat tästä kaikesta hinnan? One minute, Mr. Yksi minuutti, herra Piltsik. Thank you very much, Madam President. And, uh... Kiitos äh, puhemies ja kiitoksia komission jäsen esityksestänne. Äh, Serbian pysyvänä esittelijänä ja äh, Montenegron valtuuskunnan puheenjohtajana toivotan tervetulleeksi tämän tarkistetun laajentumismenettelyn, mutta toivotan sen tervetulleeksi ensimmäisenä askeleena tiellä siihen, että laajentumista tulisi merkittävä eurooppalainen prioriteetti. Balkanin maiden kumppanien on saatava takaisin luottamus eurooppalaiseen tulevaisuuteen ja tämä on ensi askel siihen. Ja olen iloinen, että viime viikolla Belgradissa yhteisellä vierailulla osoitimme tätä luottamuksen rakentamista, kun vierailimme Serbi-kumppanien luona. Nyt on tärkeää saada jäsen valtiot ja neuvosto mukaan. Meidän on oltava yhtenäisiä. Ja ensimmäinen avainaskel on aloittaa neuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vain tällä tavoin voimme toimia yhtenäisesti. Kiitoksia. Kiitos. Rova Santos, puolitoista minuuttia. Muito obrigada, senhora Presidente. A política de alargamento da União... Kiitoksia, EUn laajentumispolitiikka on sen tärkeimpiä välineitä ja se on demokratian rakentamisen peruskivi, myöskin oikeusvaltion ja vaurauden rakentamisen peruskivi. Komissio e, esittää nyt uuden lähestymistavan, joka pyrkii lisäämään ennakoitavuutta tavoitteiden saavuttamisessa ja on tietenkin saatava lisättävä luottamusta päätöksenteon ennakoitavuuden myötä perusvapauksien ja oikeuksien korostaminen on asia, jota SD-ryhmä on aina tukenut ja onnittelemme komissiota siitä, että se on painottanut näitä asioita. Ja komission jäsen on melko vaatimattomasti viitannut tähän asiaan. Jäsenvaltioiden täytyy olla enemmän suoraan mukana Tarvitsemme lisää kannustimia ehdokasmaille. Taloudellinen ja poliittinen kriisi tason vaatimukset ovat olennaisia. Albania on useita kertoja korostanut, että nimenomaan EU-jäsenyyden mahdollisuus auttaa sitä edistymään ja jättämään taakseen nämä vaikeat ajat. Ja, ja on saavutettava hyvä kompromissi. Että ollaan nyt reiluja kaikille, niin pitääkin kiinni puheajastanne. Ja yksi rouva minuutti. Il On tullut korkea aika, kun keskustellaan laajentumisesta, niin vihdoinkin päästään renon tästä byrokratiasta niin että voi laajentaa unionia, niin se on poliittinen valinta. Siitä pitää kantaa vastuu ahdokasmaissa, mutta myös unionissa. Olen kiitollinen komission ehdotuksesta, jossa on nyt selkeyttä, vaihettaisuutta, mutta myös vastuunkantoa. Ajatellen laajentumisen kaikkia vaiheita. Se on, jos edistystä on saatu aikaan, niin se on huomioitava. Jos takapakkia, niin sekin edellyttää johtopäätösten tekemistä. Olen erityisen kiitollinen. Siitä on korostettu oikeusvaltioperiaatetta koko vaiheen aikana. Oikeusvaltioperiaatio ei ole rasti ruutuun ajatuksella joka allekirjoitetaan. Se on sydän, joka on meidän kaikkien sydän ja me luomme sen vapauden ympärille, emme voi siitä tinkiä. Me emme voi pelkästään julkilausumia aikomuksista esittää, panna paperille jotain, vaan täytyy miettiä, mikä on konkreettinen todellisuus arjessa, puolustuksessa, kun kyse on yhteisistä arvoista ja haluaisin varoituksen sanan esitä kuitenkin, että jos meidän täytyy uudistua myös EU-ssa, niin uusia sen ei voida ottaa epäjärjestyksessä olevaan taloon. Nyt täytyy ryhtyä sanoista tekoisiin. Tulevaisuuskonferenssi antaa hyvän tilaisuuden siihen. Thank you. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia, herra Riviera. Kiitoksia puhemies. Komissio ehdottaa uutta menetelmää, äh, kun ajatellaan uutta laajentumista, varsinkin kun ajatellaan Balkanin maita. Tämä sisältää 35 kappaletta neuvotteluja. Komissio pitää tätä tärkeänä prioriteettina, eikä tämä ole kansalaisten valinta. Komissio ehdottaa jälleen kerran, että käynnistetään Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa neuvottelut. Ja tarvitaan myöskin suuri investointiohjelma. Komissio tässä käyttää kuutta klusteria, joilla on eri teemaa ja siellä käsitellään esimerkiksi turvallisuutta, terrorismia, laitonta maahanmuuttoa, siirtyneitä maahan, työntekijöitä. Kun ajatellaan sitä tapaa, miten nämä kappaleet jaetaan, neuvosto on toiminut tässä yksimielisesti ja on pyrkinyt nämä kappaleet saamaan loppuun ja kuitenkin tietyt asiat on jätetty marginaalin komissio pyrkii myöskin tekemään investointisuunnitelman. Kansalaiset ovat äänestyksessään halunneet, että tätä jatkuvaa integraatiota jatkettaisiin. Yhdistynyt, kuniskan, yhdistynyt kuniskantakin on päättänyt lähteä ja me emme voi tällaista teknokratiaa hyväksyä ja tässä tämä liittyy globalisaatioon. Tämä, tähän liittyy erilaisia Eli erilaisia kielteisiä asioita ja me emme voi seurata tätä hullua politiikkaa. Strick. Rouva Strick, minuutti. Chair, thank you. We are happy that the commission... Puhemies, kiitoksia. Komissio on tehnyt tämän ehdotuksen ja nyt me odotamme jäsenvaltioilta, että että tämän ehdotuksen hyväksyminen johtaa sitten neuvotteluihin Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Ja voiko komissio ja puheenjohtajamaa vakuuttaa, että, että, että kun tämä metodologia on hyväksytty, niin neuvosto myös antaa vihreää valoa toukokuussa. Toivon, että kaikkea painetta käytetään jäsenvaltioiden suuntaan. Me pidämme hyvänä oikeusvaltioperiaatteen painottamista ja joustavuutta, joka mahdollistaa EUlle sen, että voidaan tehokkaammin tukea ehdokasmaita jo prosessin aikana. Kuitenkin meillä on tiettyjä huolia menettelystä tässä ensimmäisessä prosessissa, koska ei ole mitään ei ollut mitään yksimielisyysvaatimusta ja tämä tekee tästä helpomman, helpompaa, että voidaan nopeuttaa prosessia jotta voidaan prosessi, varsinainen prosessi käynnistää. Miten voi komissio välttää sen, että tämä, e-, että tämä ei johda sitten poliittisella tasolla äh, huonoon päätöksentekoon ja epävarmuuteen ehdokasmaissa? Ja voidaan myös kysyä ja tarkastella myös instituutioiden kannalta, että, että muitakin juridisia prosesseja käytetään tässä vaiheessa kuin pelkästään liittymisneuvottelujen käynnistäminen. Voitteko äh, valaista tätä dilemmaa. Rouva Tomasic, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. makedonske i albanske pregovore o članstvu. ovaj je kompromis važan zato što zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele... Anteeksi puhemies, puhuja, me emme saa nyt tulkkausta tällä hetkellä. Please Jatkakaa, olkaa hyvä. Aloittakaa alusta ehkäpä. Metodologia proširenja u velikoj mjeri... U... Tämä uusi metodologia vastaa Ranskan toiveeseen lähinnä ja helpottaa Makedon Albanian liittymistä. Ainakin neuvottelujen osalta tämä on tärkeä kompromissi, koska mahdolliset maat. eivät saa maksaa hintaa meidän sisäisistä erimielisyyksistämme. sankcijama ili čak suspendiranju... Varsinkin kun on kyse seuraamuksista tai neuvottelujen jatkumisesta, jotka nyt ehkä ovat ottaneet takapakkia tai polkivat paikoillaan. Yleisesti ottaen liittyminen EU on pitkä, kasvattava prosessi. Maat, jotka ovat prosessissa mukana, joutuvat vastaamaan suuriin haasteisiin. Meidän täytyy osata ymmärrystä myös siinä. Mutta meidän täytyy olla jo, kuitenkin johdonmukaisia siinä, että kriteerit täyttyvät niin että kaikki noudatetaan. Ja tämä on ainoa tapa, jolla voimme olla uskottavia ja myös hyvä kohde. Thank you, uh, madam. Kiitoksia. Rovzovka minuutti. Uh, madam Chair, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, onnittelut. Viime viikko viikolla te sitten uuden metodologian laajentumista osalta. Haluaisitte lähettää äh, ehdokasmaille viestin näin ja haluaisitte jäsenvaltioiden huolia näin lieventää. Kun ajatellaan reaktioita jäsenvaltioita ja myöskin Länsi-Balkanin mailta, ne ovat molemmat hyvin positiivisia. Ja työnne on ratkaisevan tärkeää sitä, että pyritään äh, väistämään nämä blokeravat laajentumiskeskustelut mielestäni tämä poliittinen ohjaus on hyvä asia. Länsi-Balkan tarvitsee hyvät laajentumisnäkymät eh, ja sen täytyy tapahtua opitun pohjalta. Eh, tarvitaan poliittista johtajuutta, jotta nämä maat voivat osoittaa, että ne hyväksyvät eh, erilaisia, tekevät erilaisia uudistuksia ja ovat inspiroituneita meidän suosituksistamme yhteisesittelijänä laajentumiseen, laajentumisen avustamana välin, välineelle. Minä tulevaisuudessa toivon, että Euroopan parlamentti on enemmän mukana laajentumisprosessissa ja parlamentin täytäntöönpano prosesseissa ajatellen päätöslauselmia. Ne, jotka enemmistö täällä on hyväksynyt, ovat näille maille tapa edetä. Me olemme laajentumisen helpottaja, me edistämme eniten Länsi-Balkanin laajentumispyrkimyksiä EU-instituutioiden kesken ja tästä syystä haluamme, että näistä, tästä päätöslauselmasta keskustellaan ja se toimeenpannaan. Kiitos. Kollega, voi aika lyhyt toki, mutta aika moni haluaa puhua keskustelma keskustelman ja Kaikkea me voidaan hyväksyä, eli muistuttaisin vain, että pitäkää kiinni puheestanne. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Edustaja Schieder. Kiitoksia. Balkanin alue on osa Eurooppaa. Ja tässä on tietenkin eh, ristiriitaisuuksia, mutta myös yhtäläisyyksiä. Yksi yhtäläisyys on tämä suuri toivo nuorille tuolla alueella, että ne voi satsata Eurooppaa. Meidän täytyy rohkaista ja tukea heitä ja että tämä täytyy näkyä myös uusissa, näissä uusissa säännöissä. Keskiössä on oikeusvaltioperiaate, oikeusvaltioperiaate mediavapaus, vähemmistöjen oikeudet, puhdas hallinto ja vahva parlamentaarinen demokratia oikeusvaltioperiaate on vahva vain silloin, jos me onnistumme siinä, että myös Euroopan unionin sisällä poistamme kaikki epäilykset oikeusvaltioperiaatteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me niin vahvasti vaadimme niiltä tätä oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta, niin meidän täytyy antaa hyvää esimerkkiä. Pidän hyvänä sit näitä, näitä uusia sääntöjä. Ne on strukturoitu selvästi ja ymmärrettävästi. Ja sen pitäisi johtaa myös siihen, että että, että neuvostosta saadaan myös vihreätä valoa, että neuvottelut voidaan aloittaa Pohjois-Makedonian kanssa, joka on tehnyt runsaasti, ja Albanian kanssa, ja varsinkin Pohjois-Makedoniassa tehty syviä reformeja. Tämä olisi vahvin merkki, joka, joka Balk- jota Balkan ehdottomasti tarvitsee. Thank you. One minute, Mr. Austr- Herra Austrovicius, minuutti. Thank you, Chair. Kiitos, puhemies, komission jäsen, kollegaat. EUn laajentumispolitiikan yksi kaikkein menestyksekkäin politiikan väline, joka meillä on käytössämme. Jos nyt tässä onnistutaan valtavirtaistamaan laajentumisprosessia, niin sitten se kannattaa hyväksyä. Mutta menestys ei liity älykkääseen metodologiaan, vaan vahvaan poliittiseen tahtoon EUn puolelta No, tämä on selkeä halu laajentaa eurooppalaista perhettä. Ja, ja näin sitten, ne täyttävät täysin laintumiskriteerit. Meidän täytyy vahvistaa tässä laintumisprosessin mukaanotoa ja kaikkien sääntöjen täytyy päteä kaikkiin ehdokkaisiin. Ehdokasmaiden pitäisi päästä jäsenyysliigaan kovalla työllä eikä suurella myönnytyksillä – keskinäinen luottamus on avainasemassa siinä, että saamme äh, naapurustoa mukaan eurooppalaisen perheen. Tämä strategi strategisen äh, tavan täytyy olla immuuni poli- poliittiselle manipuloinnille. Kiitos. Kiitos herra Pirust. Kiitoksia puhemies, herra komissaari. Miksi britit poistuvat EU-sta? Koska eh, ne halusivat suvereniteettia, mutta myös siitä syystä, että EU on rikkonut lupauksia vuositolkulla, nimittäin niitä lupauksia, että eh, hyvinvointia lisätään Euroopassa. Näin ei tapahtunut. Pikemminkin nuorisotyöttömyys on monissa maissa eh, dramaattisesti kasvanut ja Tietenkin tämä riittyy, riippuu myös teknologiasta, mutta myös politiikasta ja euron pelastamisesta. Tästä, tästä monet eurooppalaiset kärsivät, mutta, mutta nyt ollaan ikään kuin Brexitia ei olisikaan, eikä myöskään mitään muita ongelmia. Nyt halutaan vielä ottaa mukaan muita palkkanimaita, nimenomaan näitä maita. Kaikki nämä, näitä kaikki nämä maat ovat transparency, avoimuusluettelosta hyvin alhaalla ja myös korruptoituneita. Ja kaikki sitten kaikki myös kaivavat sitten eurooppalaisten kansalaisten taskuja ja, ja muita. Tämä, tämä ratkaiskaa ensinnäkin nimenomaan talousongelmat EU-ssa, sitten, sitten voidaan jatkaa. Kiitoksia. For one... Rova Schaldemose minuutti. Beg your pardon, Mr. Mandel. Ante Mantel, olen pahoillani. Minuutti teilläkin, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Me olemme Britannian menettäneet ja Pohjois-Irlannin, ja se heikentää Eurooppaa. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, ettei Länsi-Balkaniakin menetetä. Länsi-Balkan ei vielä ole osa unionia, mutta kuitenkin ne ovat eurooppalaisia eurooppalaisena identiteetteineen tämä uusi metodologi laajentumista varten ja liittymistä varten on tavallaan lisää kotiläksyä. Pienelle vähemmistölle maita, jotka ovat kaikki meidät yllättäneet sillä, että osa laajentumisen on nyt estänyt. Totta kai kuuden maan täytyy paljon tehdä. Heidän täytyy ottaa toinen toisiaan, torjua korruptiota, Albanian pohjoismakonen neuvottelut on nyt aloitettava mitä pikimmiten, jopa ennen pohjois vaaleja. Montenegron Serbian vaalit, neuvottelut käy, ovat käynnistyneet, mutta totta kai Kosovo täytyy huomioida. Kosovan täytyy poistaa tullit Serbian tuotteelta. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan unionia muita valtoja vastaan maailmalla niin, että tiivistämme työtä laajentumisen parissa komission jäsen ja puheenjohtaja von der Leyen voivat varmasti nyt nopeasti jatkaa metodologian toteuttamisessa Yritän kuitenkin... And now for one minute, madam. Rouva minuutti. det. Øh, med rose EU-kommissionen. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa ylistämällä Euroopan komissiota sen tekemistä toimenpiteistä, siitä, että se on pyrkinyt sopeuttamaan laajentumistrategiaamme. Olen tyytyväinen siihen, että olette kuulleet huolenaiheitamme, kun ajatellaan tämänhetkistä strategiaa. On äärimmäisen tärkeää, että me keskitymme enemmän siihen, että ehdokkaat tällä hetkellä noudattavat oikeusvaltioperiaatetta – koska se on osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi. Neuvotteluita ei tulisi aloittaa ennen kuin tämä toimii ja sitten ei pitäisi jäseneksikään päästä. Mielestäni on tärkeää, että me nyt voimme tauottaa myöskin neuvottelut tai myöskin pysäyttää ne tarpeen vaatiessa täysin. Tämä on keskeistä, koska näiden muutosten kautta sitten myöskin neuvottelujen äh, avaaminen Albanialle ja pohjois on helpompaa. Kiitos. Herra Krosel, minuutti. Spoštovani, predlog metodologije posebno... Kiitos, puhemies. Metodologiaehdotus tuo haittaa ja etua kompromissina. Tämä on kompromissi, joka vahvistaa EUta, uudistuskykyä, mutta estää sitten laajentumisprosessin estymisen. Jäsenvaltioiden täytyy tosikin päättää siitä ja kansalaiset voivat tukea sitä myös tulevaisuuskonferenssin yhteydessä, mutta se on kompromissi sikälikin, että se hälventää pelkoja, joita on jossakin jäsenvaltiossa laajentumisen vuoksi. Yhtä lailla siinä mietitään länsipalkkanin puitteita laajentumisen näkökulmasta uskottavuuden hyväksi, huomioidaan kaikki osallistujat. Tämä koskee EU-kansalaisia ja ehdokasmaiden kansalaisia. Koko laajentumisprosessi nähdään nyt uusissa laadullisissa puitteissa, jota voidaan seurata myös tehokkaasti niin, että edistyksestä palkitaan ja näin neuvotteluprosessi vahvistuu entisestään. maillakin on myös lähentymiselle uskottavat puitteet, kuitenkin asettaen tiukat ehdot, mutta mahdollisuus on, että ehdokasmaat eivät välttämättä näitä noudata, ehkä paremmin kuitenkin kuin nyt. Thank you. Kiitos herra Kubilius arvoisa Mr. Komissaari, puhemies, on selvää, että enemmistö on sitä mieltä, että että laajentuminen on ollut menestyksellinen osa EU-politiikkaa, joka on parantanut demokratiaa ja menestystä ja nämä näkymät ovat tulevaisuudessa ja, ja tämä on myös kannustin äh, Balkanimaille. Tästä syystä, äh, mitä komissio ehdottaa ja komission tiedonannossa, minä pidän sitä hyvin tärkeänä ja strategisena hyvänä askelena eteenpäin, joka antaa tästä asiasta, mutta tekee tästä myös uskottavan. Tietenkin tämä riippuu myös näisten hakijama- äh, hakijamaiden uudistuksista, mutta se riippuu myös vastuusta näissä jäsenvaltioissa. Tämä ei voi riippua vain yhdestä tai kahdesta jäsenvaltiosta, joka voi jarruttaa koko prosessia omilla argumentilla. Määrä enemmistöäänestyksestä pitäisi tulla pääsääntö, jotta tästä saataisiin uskottava prosessi, herra komissaari. Ja toivottavasti uskottava laajentuminen tapahtuu, silloin se saa myös tämän parlamentin uskottavan tuen. Kiitos. Herra Deli, minuutti. President, uh, puhemies. Aivan aluksi minun täytyy todeta, että komissio on toiminut erittäin nopeasti ja tehokkaasti, varsinkin te-komission jäsen Eli 2020 on ratkaiseva vuosi, kun ajatellaan laajentumispolitiikkaa. Jos nyt asiat hoituvat hyvin, meillä voi olla ainakin yksi eh, ehdokas maa, joka 2025 mennessä voi olla täysin valmis. Kun ajatellaan eh, jäsenvaltioissa tapahtuvia reaktioita, reaktioita ja ehdokasmaiden reaktioita. Tämä on ollut melko myönteistä. Se on hyvä merkki. Uusi ehdotus voi tehdä neuvottelu, neuvotteluista tehokkaammat, mutta myöskin poliittisemmat. Varsinkin kun ajatellaan näitä temaattisia klustereita, näin voidaan kappaleet, luvut avata nopeammin ja kun he saavat tiettyjä, tiettyä rahoitusta, niin myöskin kansalaiset ja yritykset tulevat tämän kokemaan. Järjestelmän joustavuus on myöskin hyvä. Sitä voidaan käytä, käyttää maihin, kuten Serbiaan, joka on neuvottelussa jo edistynyt hyvin. Klusterimekanismi voisi nopea, nopeuttaa prosessia merkittävästi. Toivotan teille kaikkea hyvää ja voitte laskea meidän tukemme varaan. Kiitos. Kiitos näin. Käytiin puhujat läpi ja nyt keskustelun puhujaluettola. Jos jokainen pitää minuutista kiinni, Voinpa saada kaikki mukaan, mutta olen tiukkana kuitenkin. Herra Sokol, minuutti. Kiitos, puhemies. Todellakin. Minä pidän hyvänä tätä ehdotusta. Me kaikki tiedämme, että Kaakkois-Eurooppa on tärkeää Euroopan unionille. Katsokaa karttaa, niin näemme, että se on oikeastaan ainoa alue täällä päin maailmaa, jota ei ole vielä Euroopan unionin integroitu. Se koskee myös muita naapurimaita, jotka ovat jo unionin jäsenvaltioita. On paljon totta kai poliittisia kysymyksiä mukana, Turkki, Venäjä ja monia muitakin osallistujia on. Ja siksi eurooppalaiset näkymät ovat tärkeitä noille maille, koska se vahvistaa sekä Euroopan unionia että noita maita. Totta kai ei se tarkoita, että pääsisivät Euroopan unionin ehdoittaa ehdot ovat välttämättömyys. Tukea on annettava niille maille ja hallituksille, jotka todellakin ovat Euroopan myönteisiä, osoittavat sen myös omilla teoillaan, eikä vain sunnuntapuheissa. Olen kiitollinen uskottavuudesta uutena keskiönä tässä ehdotuksessa, koska minä uskon, että tämä on äärimmäisen tärkeää. really Olen todella pahoillani. Minä joudun kyllä sulkemaan mikrofoni. Ei se kivaa ole, mutta haluan olla reilu kaikille. Eli herra Bergles, minuutti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, Puhemies, eh, eh, sen, virhe, se virheen jälkeen, joka tehtiin lokakuussa, jolloin neuvosto jumitti tätä prosessia, tämä metodologia on looginen askel nyt komission taholta. Valitettavasti me edelleenkin näemme tällaisen ylhäältä alas lähestymistavaa, joka tukeutuu nykyiseen poliittisiin elittiin, elittiin joka pikemminkin osaa ongelmaa eikä osaa ratkaisua, eivätkä ne kiinnitä huomioita kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisiin. Suurempi rooli tarvitaan myös suurempaa roolia jäsenvaltioissa tässä prosessissa. Jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, kuinka vakavassa me olemme ja toivottavasti ei käytetä tätä prosessia siihen, että, että sotkeudutaan sisäisiin asioihin. EU ei, pitäisi, EU ei voi menettää poliittista uskottavuuttaan. Täytyy ottaa myös vakavasti oikeusvaltioperiaate nimenomaan kansan ehdokasmaiden suuntaan. Herra Flego. Poštovani povjereniče, politika proširenja komission jäsen. Laajentumispolitiikka on yksi Euroopan unionin peruspolitiikoista. Jokainen järjestö, joka ei kasva ja edisty, joka pysyy eristyksissä, tulee romahtamaan loppujen lopuksi. Ja tästä syystä minä tuen vahvasti Pohjois-Makedonia ja Albania heidän eurooppalaisella tiellään ja toivon, että he saavat vihreää valoa jopa ennen Zagrebin huippukokousta niin, että he voivat lähteä mukaan tälle eurooppalaiselle matkalle. Minä julistan, että nämä maat ja myöskin muut, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, niin täytyy hyväksyä, niitä täytyy tukea niiden pyrkimyksissä tehdä uudistuksia. Meidän täytyy vahvasti auttaa heitä tässä, koska tämä on tapa taata ei ainoastaan rauha Länsi-Balkanissa, vaan koko Euroopassa. Tähän ei ole mitään vaihtoehtoa. Kiitos. Hyvä olisi minuutti. Puhemies, kiitos. Minäkin todella uskon, että Euroopan unionin pitäisi olla vähemmän tuomitseva, kun maat haluavat liittyä. Epäilemättä Nimittäin, miten asiat hoidetaan noita maissa, niin voi olla, että siinä on toivomisen varaa. Mutta tiedättekö mitä? Aika paljon toivomisen varaa on kyllä täällä meilläkin, omissa maissamme. Esimerkiksi korruptio on aika räikeää ja pinnan alla monissa maissa. Olemme kovin kriittisiä ihan oikein mutta ei sitten kauhean kriittisiä, kun ajatellaan korruptiota korkeilla paikoilla suuryrityksissä omissa jäsenvaltioissamme. Ja ihan yksi esimerkki ihan Irlannissa, kun siellä on Amalminen ikävä pankki, niin se jo maksoi varmasti 20 miljardia, kun se meni nurin. Mutta se on ihan kuin sallittua. Meidän täytyy olla pikkusen johdonmukaisia siinä, miten me käsittelemme noita unionin halukkaita maita. Kiitoksia, herra Pasescu, minuutti. Kiitos, puhemies. Haluan onnitella komissiota tästä uudesta menetelmästä, uudesta metodologiasta. Kun ajatellaan uusia jäsenvaltioita, se voisi olla tehokkaampi ja uskottavampikin, mutta minulla on kommentti Nämä perusasia näissä ehdokasmaissa on se, että niillä täytyy olla oikeusvaltioperiaate ennen kuin ne tulevat EU-jäseniksi. E samaan aikaan niiden pitää olla toimiva markkinatalous ja niillä täytyy olla toimiva kilpailumarkkina-alue. Tästä syystä minä uskon, että korruptio kukoistaa ja oma, omien maidemme kokemus osoittaa sen, että me emme voi tehdä merkittäviä yksityistämisiä ilman vahvaa oikeusvaltioperiaatetta, ilman vahvaa oikeusjärjestelmää, joka pystyy valvomaan tätä yksityistämistä. Kiitos. Thank you, Mr. Haschel. Kiitoksia, herra Haschel. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Kyllä, Makedonia on muuttanut maansa nimeä, eh, jotta se tyydyttää EUta. Ja kuitenkaan sitä ei kutsuttu neuvottelemaan, koska Ranskan presidentti eh, ja Alankomaat blok- blokerasivat neuvottelujen aloittamisen. Mielestäni tämä oli hyvin paha, huono signaali. Tästä syystä eh, pidän tätä Euroopan komission ehdotusta tervetulleena, koska se ainakin osittain palauttaa meidän uskottavuutemme globaalina pelurina – joka tekee kaikkensa, jotta ehdokas maista voi tulla täysjäseniä sen jälkeen, kun ne ovat täyttäneet kaikki kriteerit. Uusi metodologia sallii enemmän dynamiikkaa ja avoimuutta tähän prosessiin niin, että maat aina tietävät, mitä niiden täytyy tehdä, niin että ne eivät tule samalla tavalla yllätetyksi kuin viime syksyllä, kun ne odottivat, että neuvottelut käynnistetään. Kiitoksia, Rova Tse, minuutti. Thank you, Kiitos. Tervetuloa parlamentin komission jäsen. Haluaisin onnitella teitä uudesta laajentumismetodologista. Erityisen iloinen oli, kun näin ehdotatte, että useaan otteeseen mietitään objektiiviset kriteerit, joita me arvioida oikeusvaltioperiaatteen noissa maissa. Mietinpä vain, oletteko sitä mieltä, että kriteereitä voitaisiin käyttää, kun arvioidaan nykyisiäkin valtion? Minä tiedän, että moni kollega komissio johti tätä työtä vielä eteenpäin. Ehkä voitte heitä auttaa siinä. Mutta Unkarin oikeusministeri koko artikkeli kirjoitti Euronewsissa sanoi, että ei ole mitään optiivisia kriteereitä olemassa, että voidaan oikeusvaltiota arvioida. Voitte puhua hänen kanssaan ja taivutella häntä käsittämään asiaa toisin. Kysyisinkin teiltä seuraavaa. Mitä hän tapahtuisi teidän mielestänne, jos nykyisessä jäsenvaltiossa pärjätäisi huonommin oikeusvaltioperiaatteen arviossa kuin ehdokasmaissa? Onko ehdotuksia, miten hoitaa se sitten, kun on tullut jäseneksi unioniin, ettei demokratiassa oteta takavaksi? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Herra Deli, Robert Deli, minuutti. Thanks, President. I think it is... Kiitoksia puhemies. Mielestäni on hiukan ironista, että me käymme tätä keskustelua viikko sen jälkeen, kun menetimme suuren jäsenvaltion. Ja kun nyt tässä pohditaan hiukan tätä metodologiaa, niin sitä olisi pitänyt tehdä enemmän. Kun tiedämme, että oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet ovat laintumiskriteerissä mukana, niin jotkin maat kuitenkin rikkovat niitä vastaan – silloin, kun näin voi tehdä. Ja neoliberaali ideologia on sellainen, että se siitä ei voitaisi tai ei pitäisi neuvotella. Se on pyhää. Ja mielestäni tämä ei hyödytä Al- Albanian tai Makedonian ihmisiä, eikä se hyödytä myöskään ihmisiä Irlannissa. Tämän uusliberalistisen politiikan epäonnistuminen johti siihen, että monet äänestivät Brexitin puolesta. Tästä syystä monet Irlannissa lähtivät äänestämään vasemmistoa Irlannissa vastustivat uusliberalismia historiallisesti tässä. Kiitos. Herra Luis, minuutti. Kiitoksia. Varapuhemies Mäkinäs, kiitoksia kovasti komission jäsen tästä esittelystä. Minulla ei mitään vastaan sanomista tälle uudelle metodologi vaikuttaa hyvältä. Olen samaa mieltä myös useimpien kanssa täällä siitä, että meidän pitäisi antaa vihreää valoa liittymisprosessiolle ja ainakin neuvottelut käynnistetään Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa niistä syistä, jotka täällä on mainittu, mutta uskon myös, että on tärkeää pitää mielessä, kuten on ei tässä sanottu mitään, että tekää puhunut siitä. Perustuslaillinen ulottuvuus laajentumisessa. Emme voi laajentaa laajentumistamme, ellei me samalla myös syvennä poliittista unioniamme. Tämä tarkoittaa sitä konkreettisesti, että emme voi jatkaa sanomalla vain, että näin tärkeissä aiheissa kuin ulkopolitiikassa, ajatellen yksimielisyysperiaatteen jatkumista siellä, ei se onnistu 27 kesken, ei 29, 30, 35 keskenkään. Thank you. Kiitoksia. Lopuksi Rovan Juveva. Hvala lipa. kollegit in kollegi, vsi spostavljamo praktik. Kollegat, me puhumme samasta asiasta, kuinka tärkeää on uudistaa. EUn täytyy uudistua ja monia muitakin prosesseja täytyy uudistaa. Ilman EUn uudistuksia tämmöisessä laajentumisessa ei ole mitään mieltä, se pitää paikkansa, mutta samalla laajentumisprosessia on käytetty moniin erityisiin tarkoituksiin. Ja ehkä olen naivi, mutta kuitenkin usken, että tällä uudella metodologia asiat muuttuvat, koska uskon, että nyt kaikki vaatimukset täytyy täyttää ja, ja, täytyy, ja silloin voidaan avata neuvottelut pohjois ja Albanian kanssa. En nyt ylistä tätä menettelyä, koska ensinnäkin haluan nähdä, miten se toimii käytän, käytännössä, herra komissaari, ja haluan myös nähdä, niin kauan kuin nämä kaksi maata eivät pysty aloittamaan prosessia, neuvotteluprosessia. Me emme voi, voi jatkuvasti vaatia ja vaatia, eikä anna mitään, eikä antaa mitään takaisin. Thank you. Kiitoksia kollegat. Ja nyt ääneen pääsee komission jäsen Farheli, joka voi vastata. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paljon kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää tätä taloa tästä keskustelusta. Haluan kiittää tätä taloa myöskin tästä uudistetusta sitoumuksesta Länsi-Balkanin osalta. Tämä on hyvin tärkeä merkki, joka meidän täytyy lähettää kyseiselle alueelle. Myöskin käynyt selväksi tästä keskustelusta, että haluatte uskottavat näkymät sille, että Länsi-Balkanista tulee e jäsenvaltioita. Tämä on myöskin poliittinen viesti, minkä voimme jo tänä päivänä välittää. Minulle esitettiin lukuisia kysymyksiä tästä uudesta metodologiasta itsestään ja myöskin siitä, että miten se liittyy siihen, että mahdollisesti avataan liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa. Ensinnäkin tämä uusi metodologia, jota on ehdotettu, sillä pyritään luomaan tie sille, että voidaan avata neuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Ja tämä on osa isompaa stra- strategiaa. Ja tässä sitten pyritään tietysti myöhemmin sitten avaamaan nämä jäsenyysneuvottelut. Kun me suunnittelimme tämän uuden metodologian rakennetta, kävi selväksi, että uusia ehtoja siihen ei tule. Useat teistä esittivät tämän kysymyksen. Me edelleen käytämme Kööpenhaminan kriteereitä. Niitä ei ole muutettu. Niitä ei ole muutettu, mutta niitä toimeenpannaan paremmin, mukaanottavammin, tehokkaammin siten, että eivät ainoastaan meidän jäsenvaltiomme, vaan myöskin kansalaiset pääse tähän mukaan. Tämä on mm, meritteihin perustuva prosessi. Tätä olen kuvaillut teille, eli jos jotakin on tehty, niin sitten meidänkin puoleltamme täytyy tapahtua jotain. Mutta myöskin jos mennään takapakkia, niin meidänkin pitäisi sitten mennä tässä askeleita taaksepäin tässä koko prosessissa. Tämän koko metodologian ajatus on puuttua substanssiin paremmin ja tehokkaammin ja myöskin avoimemmalla tavalla. Minulta kysyttiin myös, että miten on mahdollista käynnistää jäsenyysneuvottelut, no tämä jäseni ei ole enää täällä, mutta miten neuvottelut on mahdollista käynnistää niiden maiden kanssa, jossa on korkea työttömyys. No tässä on meillä kolmas elementti tässä strategiassa. Kyseessä on Zagreb-paketti, kehityspaketti. Me Haluamme luoda paikallisesti kasvua ja työtä niin, että ihmiset saavat työpaikkoja ja jotta talouksista tulee sitten hyvin vahvoja ja kestäviä kyseisellä alueella. Kiitos paljon. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja jäsenet. Keskustelu päättyy ja seuraavaksi varapuhemies saa jatkaa tästä. Ja hyvää illan jatkoa. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. Hyvää iltaa, nyt jatkamme täysistuntoa ja menemme nyt suulliseen kysymykseen, joka on osoitettu komissiolle aiheena automatisoidut päätöksenteoprosessit, kuluttajan suojelu sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Te tiedätte kaikki, että tässä voi nyt käyttää myös korttia liittyen keskusteluun ilman puhujaluetteloa. Ja myös sinistä korttia te voitte hoitaa sen merinteisellä tavalla tai sähköisesti. Eli me käynnistämme tämän keskustelun ensin äänen päässä kollegaamme rouva Petra de Sutter. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, hyvä komission jäsen Breton, kollegat, sisämarkkina valiokunta esitti pari kysymystä liittyen automatisoituihin päätöksentekoprosesseihin ja ennakoiden komission aloitteita liittyen tekoälyyn. Niistä kuullaan parlamentissa ensi viikolla. Meidän valiokunnassamme on ollut erityisen tärkeää, että mitä tahansa aloitteita asiassa tehdäänkin jatkossa, niin ei pelkästään taata tekoälytavaroiden tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, vaan että kuluttajien luottamus säilyisi näihin uusiin palveluihin ja tavaroihin, koska on lukuisia sovelluksia olemassa. Ja oikeastaan kattaen kaikki sisämarkkinoiden alat, niin olemme näkemässä nyt, että tekoäly kasvaa kasvamistaan ja niinpä kuluttajat arjessaan törmäävät uusiin järjestelmiin, joissa käytetään automatisoituja päätöksentekoprosesseja, esimerkiksi virtuaalinen avunanto ja chatboxit. Ja kuten on kaiken teknisen edistyksen kanssa, niin näin saamme mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tekoäly ja automatisoidut päätöksentekoprosessit tarjoavat mahdollisuuksia ajatellen innovoituja tuotteita ja palveluita, mutta yhtä lailla varsinaisesti, varsinaisesti myös saa haasteita, joihin on vastattava hyödyntääksemme näitä mahdollisuuksia. Ennen kaikkea, kun on tekoälyä käyttäviä tavaroita ja palveluita päätöksenteossa, niin vaarana on, että kuluttajat joutuvat harhaan tai heitä syrjitään. Esimerkiksi jos ajatellaan eriytettyä hinnoittelua, tietävätkö kuluttajat, että ruudulla hinta on mukautettu heidän ostovoimaansa. Tämä koskee myös ammattipalveluita. On tärkeää tietää se, jos päätökset on automatisoitua, jos ei siinä ole inhimillistä silmää valvomassa ammattivoimin. Kuluttajat tietävät, että kun on kyse rahoitusasioista tai henkilökohtaiselämästä, niin voi olla, että ihmiset eivät edes tee näitä päätöksiä, jos he kulkevat tulevansa syrjityksi. Voidaanko saada ihminen korjaamaan asiaa? Onko ihminen viime kädessä vastuussa lopullisista päätöksistä vai pystyvätkö he kumoamaan päätökset? Siis ensimmäinen kysymykseni onkin, miten komissio on ajatellut varmistaa se, että kuluttaja suojellaan epäreilulta tai syrjivältä kaupalliselta käytännöltä tai mahdollisilta vaaroilta, jotka liittyvät teko älyyn turvautuviin ammattipalveluihin. Ja toiseksi vaarana on, että nykyiset EU-puitteet tuoteturvallisuudessa eivät välttämättä kattaa uusia tekoälytuotteita ja palveluita jos ajatellaan puut, puutteelliset tuotteet ja muut, kattaa niitä tilanteita, joissa on vahinkoa syntynyt näillä tuotteilla tai tavaroilla, kun on kyse automatisoidusta päätöksenprosessista, kuten on muistakin tavaroissa ja palveluissa, meidän pitäisi taata, että yritykset ja kuluttajat saavat suojaa vahingolta ja saavat myös korvauksia, jos vahinko tapahtuu. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan varmistaa, että voidaan turvallisesti saada tavarat liikkumaan sisämarkkinoilla. Siksi toinen kysymykseni onkin, mitä aloitteita ehkä komissiolta voidaan nyt odottaa sen takaamiseksi, että EUn turvallisuus- ja vastuusäännökset vastaavat tarkoitustaan. Siksi pitäisi taata, että markkinavalvontaviranomaiset ja muut toimivaltat viranomaiset arvioivat riittäviin voimavaroin näitä kysymyksiä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan, että toimivat viranomaiset, yritykset ja kuluttajat eivät saa käyttöönsä selkeää tietoa siitä, miten päätös tehtiin. Eli miten komissio voi taata sen, että saadaan lisää läpinäkyvyyttä tässäkin asiassa. Ja vielä lopuksi, kun puhutaan puolueellisesti tai laittomasti saadusta tiedosta, niin me korostamme valiokunnassa sitä, että noudatetaan säädöksiä, kuten yleistä tietosuojasetusta, kun tietoja kerätään, mutta myös mietiä muitakin tietoja kuin henkilötietoja ja mitä vaatimuksia niissä on olemassa. Meidän pitäisi puuttua siihenkin, kun asioita suunnitellaan, sinne pitäisi rakentaa mukaan nimenomaan lähtökohtaisesti yksityisyyssuojaa. Siksi kysyisinkin, miten komissio aikoo nyt taata sen, että vain korkealaatuisia puolueettomia keinoja käytetään automatisoiduissa päätöksentekoprosesseissa. Hyvä komission jäsen, kuten totesin alussa, tekoäly tarjoaa suuria mahdollisuuksia monessa arjen asioissa ja myös sisämarkkinoilla, mutta vastassamme on myös paljon uusia tuntemattomia vaaroja. Meidän pitäisi myös puuttua niihin riittävän ajoissa asianmukaisesti, koska kuluttajan luottamus on ratkaisevaa myös niin, että nämä uudet tekniikat myös hyväksytään yhteiskunnassamme, ja talouksissamme. Kiitos jo etukäteen vastauksistanne tässä hyvin ajankohtaisessa ja yhteiskunnan kannalta tärkeässä kysymyksessä. Minä ja koko IMKO-valiokunta odottaa nyt innolla teidän suunnitelmien esittelyä ensi viikolla. Kiitos. Kiitos, kollega. Kiitos, kollega. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Thierry Bretonin, ja saattekin puheenvuoron. Merci. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia eh, myöskin tästä kysymyksestä, joka on enemmän kuin kysymys, koska se kattaa koko tämän panoraaman siitä, että mitä me nyt on, tässä olemme työstäneet viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana komissiossa. Mitä tulee tähän kysymykseen, minkä otitte esille, ja tietysti kaikkea siihen, mikä liittyy tekoälyyn, tietojen käsittelyyn, digitaalisessa maailmassa, joka muuttuu tällä hetkellä erittäin nopeasti sisämarkkinoilla. Ja tässä nyt kysyttiin, että miten tämä muutos tai miten nämä muutokset tulevat esimerkiksi kuluttajien toimintaan, mutta myöskin siihen, että mitä me voimme yhdessä vakauttaa sisämarkkinamme. Ja ensimmäinen sana, joka tässä nyt kävi selväksi, on se, että pyritään samanaikaiseksi luottamusta, luottamuksen ilma, ilmapiiri. Kun ajatellaan tekoälyä, niin tässä ihmiset pohtivat tietysti legitimiä kysymyksiä ja me totta kai yritämme saada tehokkaita vastauksia aikaiseksi. Muistut, että komissio aikoo 19. helmikuuta esittää valkoisen kirjan, jossa on kohdennetusti esitetty meidän kantamme, mutta myöskin tavat, miten nyt voidaan tätä keskustelua tässä viedä eteenpäin – ja miten voimme kuunnella toisiamme, mutta miten myöskin yhdessä voimme sitten saada aikaiseksi ratkaisuja tähän tärkeään muutokseen, joka nyt on tässä nykypäivänä kyseessä. No tässä nyt ensiksi täytyy olla kehyssäännöille, kun ajatellaan tekoälyn kehitystä Euroopassa. Tässä täytyy myöskin sallia se, että voidaan tässä puolta myöskin eurooppalaista teollisuutta, kun ajatellaan tekoälyn kehitystä. Olen, pal- olen paljon tehnyt yhteistyötä kollegojen kanssa viimeisten viikkojen aikana komission kollegiossa ja meidän todellakin yhdessä täytyy pohtia tätä kysymystä. Totta kai esimerkiksi algoritmeihin liittyviä kysymyksiä, mutta myöskin ajatellaan tietoja. Kyseessä todellakin ovat nämä tiedot, jotka ovat ikään kuin polttoaine, joka antaa meille mahdollisuuden kehitellä näitä sovelluksia ja algoritmeja, joita sitten kansalaiset käyttävät päivittäin. Ja se kiinnostus, mikä liittyy näihin tietoihin, on tärkeää, kun ajatellaan tätä viestintää. Haluaisin muistuttaa, puhemies, että tässä on paljon työtä tehty, ei lähdetä mitenkään nollasta liikkeelle, paljon lainsäädäntötyötä täällä parlamentissakin. Ensinnäkin, kun ajatellaan kuluttajan se kattaa myöskin kauppaan liittyviä kysymyksiä, toimia ja automatisoituja, kun ajatellaan automatisoituja prosesseja, niin ne voivat tietysti johtaa myöskin syrjintään. Kuitenkin äh, tässä on velvollisuus äh, esimerkiksi informoida kuluttajaa tällaisesta hinnasta – joka on automatisoidun järjestelmän kautta saatu aikaiseksi. Ja totta kai tässä myöskin tietosuoja-asetus on tässä taustalla, koska tässä on olemassa myöskin kohonnut riski, ja kun ajatellaan ihmisten vapautta, ja kun ajatellaan näitä automatisoituja päätöksentekoprosesseja esimerkiksi rekrytoinnin kohdalla, niin täytyy totta kai pitää huoli, että tässä ei tapahdu syrjintää. Täytyy ymmärtää, miten algoritmit toimivat, jotta ne voivat olla osa tätä eurooppalaista toimintaa. Ja kaikki, mikä liittyy ihmisen toimintaan, niin esimerkiksi tässä, nyt kun ajatellaan tällaista tällaista päätöksentekoa, niin eh, siihen täytyy voida puuttua. Totta kai myöskin avoimuus on tärkeää, kun ajatellaan näitä algoritmeja, joten tässä on hyvin paljon asioita jo olemassa, mutta täytyy totta kai edetä vielä. Ja sanoisin lopuksi vielä, että totta kai me tulemme käyttämään tätä kaikkea ja meidän täytyy yhdessä myöskin pohtia tuote, turvadirektiiviä, konedirektiiviä, ja myöskin radiolaitedirektiivi on otettava tässä huomioon. Myöskin auto, ajoneuvo, ajoneuvosektori on erittäin tärkeä, kun ajatellaan automatisoituja päätöksentekomenettelyjä. Me tulemme tietysti tätäkin puolta tässä tarkastelemaan. Täytyy saada selvennystä näihin tuotedirektiiveihin ja myöskin kun ajatellaan kiertotaloutta – ja lopuksi te tiedätte, että kun ajatellaan nyt eh, tätä digitaalista eh, lainsäädäntöä, niin me työstämme sitä tällä hetkellä no, tässä eh, myöskin no, algoritmit ovat asia, joita on käsitelty täällä hyvin paljon ja myöskin tietojen julkaistaminen verkossa. Ja tässä ei meillä pitäisi olla myöskin uudenlainen ikään kuin kompetanssien yhdistelmä. Asiantuntemusta pitäisi saada kaikilta sekto- sektoreilta. No tämä valkoinen kirja, jota nyt olemme työstäneet, ja niin se tullaan sitten julkaisemaan ja, ja me totta kai todellakin toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä teidän kanssa. Tiedän, että monet teistä, hyvät parlamentin jäsenet, olette useita kuukausia ja vuosia työstäneet tätä kysymystä. Tämä on tärkeää. Ja meillä on nyt sitten myöskin tämän valkoisen kirjan kautta sitten alusta, jonka avulla voimme tässä käydä tietojen vaihtoa. Kiitos. Kiitos kovasti herra komission jäsen. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoron saa, saavat puheenvuorossa olevat alkaen kollegasta Pablo Arias Echeveria. Kiitoksia kovasti puhemies. Komission jäsen Euroopan komissio on ottanut tekoälyn yhdeksi painopisteekseen tällä kaudella, kun kaikki tiedämme. Tekoäly tarjoaa monenlaisia sovelluksia, myös valtavan käytännön mahdollisuuksia, kun ajatellaan yhteiskuntamme ja taloudemme toteuttamista. Ja siksi minä ensimmäisten joukossa olen sitä viemässä eteenpäin Euroopan unionissa, mutta meidän täytyy olla tarkkana ja valppaina, että se jäädä pois digitaalisesta junasta, kun se lähtee. Ja meidän täytyy miettiä Nokian kaltaisia merkkejä, jos jäädään jälkeen junasta tuloksissa, eikä ainakaan katsota oikeaan suuntaan. Me ehkä jäämme syrjään Euroopassa. Emme voi sallia sitä, että jäämme syrjään tekoälykehityksessä. Siksi haasteeseen vastataksemme meidän täytyy saada kuluttajien luottamuspalautettua. palautettua. Me eurooppalaiset emme ole amerikkalaisia tai aasialaisia. Täällä nimenomaan yksityisyys ja läpinäkyvyys ovat etusijalla, olipa digitaalinen kokeilu mitä tahansa. Siksi mitä voidaan sitten saavuttaa tekoälyssä Euroopan unionissa, miten se toteutetaan ja mitä tarkoitusta varten euron komission pitäisi miettiä näitä kolme kysymystä ennen kuin mitään aloitetta edes esittää ja ennen kuin löytää mitä vastauksiakaan, läpinäkyvyyden on oltava tässä peruskivenä missä tahansa aloitteessa liittyen tähän tekniikkaan. Ilman sitä kuluttajat eivät luottaisivat tähän kehitykseen eikä mahdolliseen kilpailuetun, joka ehkä sitten tulee meille kilpailuihin verrattuna. Jos olemme tarkkana, niin voimme ehkä hyödyntää sitä ja voimme jopa viedä eteenpäin tätä ja ehkä voimme kehittää sitä ekosysteemiä, jota me tarvitsemme ja mitä eurooppalaiset haluavat. Muito obrigado. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi marie Menolle Letau Marques, kaksi minuuttia. Si, monsieur le commissaire. Aprendizagem automática ainda tem dificuldades executar... Kiitoksia. Meillä on edelleenkin joitakin ongelmia näiden asioiden kanssa, joiden tarkoituksena on kuitenkin helpottaa meitä tässä, kun ajatellaan kuvia, Tässä oli, oli koiria ja susia. Tässä käytetään ikään kuin samankaltaisia opetusmenetelmiä, joita käytetään digitaalisella alustalla ja jossa tehdään näitä päätöksiä automatisoidulla tavalla. Tämä on palvelutuote ja tässä tämä mekanismi totta kai on sellainen, että sitä voitaisiin käyttää yhdessä niin, että voitaisiin julkisia palveluja parantaa. Jos me olemme varovaisempia, kun ajatellaan etistä sääntelyä ja hallittavuutta, tässä päätöslauselmassa äh, on tarve taata algoritmien avoimuus jotka ovat mukana tässä opetuksessa niin, että voitaisiin varmistaa kuluttajan valintaa ja myöskin taata varmuutta silloin, kun on tällainen automatisoitu järjestelmä, kun esimerkiksi esimerkiksi totta kai tällaisella järjestelmällä voi olla myöskin vaikutuksia tuotteiden turvallisuuteen, niin kuin komission jäsen sanoi. Ja tässä äh, ovat myöskin vastuukysymykset mukana, kun tapahtuu virheitä, kun äh, täytyy voida myöskin äh, käyttää näitä tietoja algoritmien muodostamiseksi. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys tietysti myöskin tässä täytyy selkeästi tarkastaa, että tämä on teknisesti mahdollinen. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, kun kävelee metsässä, niin miten voi olla varma tai voi luottaa järjestelmää, tällaisen hälytysjärjestelmään? No tämä, se, että tämä on koira eikä susi, joka tässä lähestyy teitä. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat. Nyt tähdentäisin sitä, että teidän pitää noudattaa teille annettua puheaikaa. Ja nyt kuunnelemme kollega Diitta Charanzovaa. Kiitos. Kiitos puhemies, komissaari. Minä pidän hyvänä sitä, että tämä uusi parlamentti hyväksyy ensimmäisen päätöslausuman teko, tekoälystä. Se ei varmastikaan viimeinen. Automaattinen päätöksenteko on, vaikuttaa nyt meidän elämiimme. Se helpottaa elämäämme uusilla ja paremmilla palveluilla ja se tekee ja sitten äh, jos myös työtehtävät vievät vähemmän aikaamme, mutta niillä on myös mahdollisuus vähentää ihmisen puolueellisuutta ja ihmisi, ihmisen äh, virheitä päätöksentekoprosessissa. Mutta kuten mikä tahansa uusi teknologia, äh, siellä väistämättä tulee olemaan juridisia ja eettisiä kysymyksiä, joista meidän täytyy olla tietoisia useimmat näistä asioista voidaan hoitaa nykyisilläkin säännöillä ja niitä täytyy kuitenkin soveltaa. Mutta me tarvitsemme toimi, strukturoidun lähestymistavan. Meidän täytyy vastustaa sitä kiusausta, että lähdetään liikaa säätämään ja liian nopeasti, koska se saattaa haitata näitä syntyviä teknologioita. Me emme saa haitata innovaatioita ja teknologiaa Euroopassa, mutta meidän, se saattaa syntyä myös uusia ongelmia, joita täytyy ratkoa. Yhtä lailla me emme saa yleistää meidän lähestymistapaamme säännöt, jotka säätävät algoritmeja, niitä pitää olla suhteellisia, e, jotta, e, e, jotta ylipäätänsä algoritmia voidaan käyttää. On ero on sähköverkin algoritmille ja sitten muilla algoritmeilla esimerkiksi. Ja sitten lopuksi, koska ihmisten täytyy olla aina kuskin paikalla, ja, ja, sit, ja meidän, meidän pitää ohjata sitä, eikä loogisilla peloillamme. Kiitoksia kovasti seuraavaksi puheenvuoron. Saa kahden minuutin ajaksi edustaja Virginie Joro. Kiitos. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Säänteeksi totesin, että silmät ovat sokeat, täytyy etsiä sydämestä. Nyt me etsitämme internetin raporteilta, algoritmeilta, jotka valvovat meitä ja analysoivat. Sitä kutsutaan profilonniksi Kaksi tuntia internetissä on ikään kuin matka. Tämä automaattinen käsittely, voiko siihen luottaa? Onko hinta normaali? Ovatko tiedot suojattuja? Olemmeko sitä mieltä, että ajatuksemme ja halu, halujamme ohjata virtuaalisesti on tärkeää, että algoritmikriteerit, joita käytetään näissä sovelluksissa, joita meitä laittavat toisiimme, että ovat läpinäkyviä niitä valvotaan ei liikaa voi näitä automatisoituihin päätösprosessiin luottaa, kun ajatellaan itseohjautuvien ajoneuvojen onnettomuuksia, niin se osoittaa, että ei ole syytä luottaa liikaa. Yhä enemmän meillä on teillä ilman kuljettaja-ajoneuvoja, yhä enemmän onnettomuuksia, mutta kuka vastuussa, kuka maksaa korvaukset? Kuljettajan täytyy aina olla vastuussa kuitenkin viime kädessä ja pystyä päät- kumomaan tietokoneiden tai robottien tekemät päätökset, mitä tulee erotetun tekstiin niin tässä puuttuu yksi tärkeä asia. Siinä ei puhuta mitään tietojen keskittymisestä e- ulkoeurooppalaisiin yrityksiin ja siihen, että meidän täytyy siinä ottaa valta takaisin. Emme usko, että kuluttajat saavat riittävästi suojaa vahingoista, joita puutteellisista vahingoista tuotteista syntyy Brysselin vuoksi. Tehän tiedätte, jo 30 vuoden ajan me on pienellä petitillä vain sopimuksissa vastuulausekkeet ja siksi emme usko, että tämä olisi sen tehokkaampaa, että Bryssel päättäisi tekoälyn vaaroista. Mutta nyt me, me uskomme ranskalaisiin insinööreihin. Me. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Alexandra Gese. Muito obrigada. Kiitoksia arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Automatisoidut päätöksentekoprosessit tulevat sanan varsinaisessa merkityksessä päättämään meidän elämästämme ja vielä enemmän jopa lastemme elämästä, koulutuksesta, työstä, työpaikasta, myöskin tuotteiden ostamisesta, uutisista. Kaikkiin, kaikkiin tämä vaikuttaa, mutta me voimme päättää, mihin tämä vaikuttaa ja mi, mi, minkä tietojen pohjalta nämä koneet tekevät päätöksiä, mitä päätöksen tekevät ja mitä ei. Me haluamme, että tekoäly todellakin toimii kaikkien puolesta ja me voimme nyt asettaa selkeät rajat tälle öö, että esimerkiksi teko olisi sellainen, että se toimisi ilmaston suojelun puolesta, mutta myöskin syrjivää käyttöä vähennettäisiin. Mutta kyllä syrjivää toimintaa tässä on. Esimerkiksi naiset saavat huonompaa palkkaa, tekevät enemmän hoivatyötä ja tämä tosiasia peilautuu tiedoista ja johtaa siihen, että naiset tulevaisuudessa saavat ehkä jopa vielä huonompaa palkkaa. Meidän täytyy nyt todellakin vakaasti toimia tällaista kehitystä vastaan. Euroopan unionissa meillä on oikeus saada turvallisia tuotteita ja palveluja, mutta oikeus on arvokas vain silloin, jos se voidaan viedä läpi. Ja tästä syystä valvontaviranomaiset tarvitsevat laajat valtuudet sille, että he voivat tarkistaa näitä algoritmeja. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Euroopalla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada aikaiseksi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu demokraattisille arvoimille, joka voisi olla esimerkkinä maailmalle. Ja meidän pitäisi nyt rohkeasti lähteä viemään tätä eteenpäin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Aleksandra. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Edustaja Katerina Konečná, puolitoista minuuttia. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, kolegové. Kiitoksia puhemies, komission sen hyvät kollegat. Tässä on tapahtunut nopeaa kehitystä tekoälyn osalta ja, ja automattinen päätös asettaa suuren haasteen meidän yhteiskunnillemme juridiselta kannalta ihmiskunnan tulevaisuus ja sisämarkkinat me mm. voimme löytää samoja asioita kuin yhteiskunnassakin, ja palvelut ja tuotteet täyttävät, äh, käyttävät tekoälyä, ja äh, riskinen on tietenkin äh, päätöksenteossa äh, syrjintä, esimerkiksi silloin, kun vähän e-, erittelemään hintoja. Tekoäly ja automaattinen päätöksenteko ei, sen ei tarvitse johtaa täydellisiin rationaaliseen yhteiskuntaan, vaan myös oikeastaan sen pitäisi pystyä korjaamaan heikompaa tilaa silloin, kun lakia on rikottu tai meidän pitäisi suojella itseämme näitä epä, epäreiluja käytäntöjä kohtaan. Automaattiset prosessit, niiden pitäisi olla täysin läpinäkyviä ja niiden pitäisi kuulua valvonnan piiriin viranomaisten toimesta, joilla pitäisi olla riittävä rahoitus ja riittävät toimivaltuudet. Meidän pitää asettaa normit ja näiden, tämän, näiden tietojen laadulla ja poistaa vääristyneet tietoet. Ja meidän tarvitsemme tiettyjä toimenpiteitä. Me, me emme saa e, alistaa Euroopan kansalaisille prosessille. Meidän täytyy toimia ennen kuin on myöhäistä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Miroslav Radosovski. Minuutti. Vážení priatelia. Kiitos. Hyvät ystävät. Minä tuen tätä parlamentin päätöslauselmaa liittyen automatisoituihin päätöksentekoprosesseihin, kun on kyse kuluttajan suojasta ja tavaroiden ja ja vapaasta liikkuvuudesta. Neuvoston direktiivin 85 835 on 30 vuoden ajan tarjonnut jo suojaa kuluttajille, kun on kyse viallisten laitteiden aiheuttamasta vahingosta. Nyt meidän täytyy muuttaa käsitteitämme, puotu, vai vika, tuote, vahinko. Täytyy miettiä myös, mitä tapahtuu, kun kuluttajalle suojan yhteydessä näihin tuotteisiin, kun ostaa verkossa. Siksi vastuukysymyksetkin ovat erilaisia, kuten myös näyttötaakkaa. Ja siksi totta kai toimittajalla täytyy aina olla viime kädessä näyttötaakkaa. Näiden termien ja käsitteiden päivittäminen edellyttää kuitenkin, että kiinnitämme huomiota siihen enemmän, emmekä voi hyväksyä laista edunvalvontaa. Tämä on erittäin tärkeää kuluttajansuojaa ajatellen, koska he ovat aina heikommassa asemassa. Meidän täytyy miettiä myös uutta määritelmää vaateille, kanteille, peruttamiselle tai mm, postimaksujen korvaamiselle täytyy tietää, kenen puolen kääntyä tarvittaessa, kun kanne nostetaan. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa Tomislav Sokol, puolitoista minuuttia. Hvala lijepa, gospodine podpredsjedniče. Teknologia se posljednjih deset... Kiitoksia, puhemies. Viimeisten vuosikymmenten aikana teknologia on kehittynyt eh, äärimmäisen nopeasti. Minä olen osa nuorempaa sukupolvea, mutta on hämmästyttävää, kun olen nähnyt, mitä kaikkea minulla, minulla on tarjolla nyt, kun vertaa siihen, sitä menneisyyteen. Nämä automatisoidut päätöksentekoprosessit voivat kasvattaa vähentää inhimillisen erehdyksen riskiä, mutta kuitenkin uusia manipulointeja, manipulointien riski kasvaa, kun ajatellaan kasvoja, jälkiä. Nämä ovat asioita, joita tekoäly on meille antanut ja joista me hyödymme nyt, mutta eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi tarjota kuitenkin riittävä oikeanlainen kehys tälle. Meidän täytyy ottaa huomioon, että lainsäädäntö kehys laahaa aina teknisen kehityksen takana. Meidän täytyy muistaa, että ei pitäisi tässä rajoittaa teknistä kehitystä liikaa, varsinkin kun me nyt näemme, että Eurooppa on tässä Yhdysvaltojen ja joidenkin muiden maailman maiden perässä. Meidän täytyy kuitenkin tähän asiaan puuttua. Me emme saa sallia sellaista mahdollista, jossa, mahdollisuutta, jossa joidenkin kuluttajien henkilötietojen analyysi vaikuttaa heidän elämänsä kielteisellä tavalla. Esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka ovat uhkapelaavat, niin algoritmi mahdollistaa heille tätä. Tämän kaltaiset toimet ovat väärinkäytöksen tapoja, joita vasta meidän pitäisi taistella. Ja lopuksi ihmisen pitäisi aina pysyä kontrollissa, kun kyse on automatisoidusta päätöksentekoprosessista. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistaivan. Meidän pitäisi kaikkiin manipulointivaihtoehtoihin puuttua tasapainoisella tavalla ja ottaa parhaat edut tässä huomioon. Kiitos. Um Seuraavaksi Christian Schaldemose mm, puoli minuuttia. Kiitoksia paljon. Me olemme kai nähneet vasta tämän tekoälyn äh, alun yhteiskunnissamme. Äh, tekoälyllä on paljon mahdollisuuksia, myös, myös paljon äh, sudenkuoppia. Ja kun ajatellaan kuluttajia, ja kuluttajilla on oikeus vaatia tietoa siitä, että minkälaisia automaattisia päätöksiä heidän puolestaan tehdään ja myös, että millä pohjalla ja millä tiedoilla näitä päätöksiä tehdään. On tärkeää, että, että kuluttajat tietävät näistä tiedoista. Ja, ja tulevassa työssämme EU-ssa meidän täytyy katsoa, pitääkö meidän vahvistaa EUn kuluttajasuojalainsäädäntöä. Minusta me tarvitsemme enemmän äh, läpinäkyvyyttä parempaa kuluttajasuojaa ja meidän täytyy varmistaa myös, että automaattiset päätöksentekoprosessit ovat objektiivisempia. Mutta se tulee olemaan kovin kiinnostavaa, joka viime vaalikaudellakin selvittimme tätä lainsäädäntöä, joka liittyy esimerkiksi alustatalouteen. Tämä voisi olla aika hyvä asia, paikka, johon voisi keskustella, mutta me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä kuluttajille. Kiitos. Seuraavaksi Stefan Sejourné, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen johdattelusta. Minulla on vajaa minuutti. No, kommentti ja kysymys. Kommentti on se, että todellakin ensi kertaa meidän teollisuuden palkomuksen historiassa ei ole ajateltu tätä sääntelyä innovaatio yksityiseltä taholta. Sitä paitsi se oli osa myös teollista vallankumousta, jossa valtio otti haltuunsa infrastruktuurit ja myös sen korkeat kustannukset. Ja nyt se on muuttunut. Ja siksi ehkä meidän täytyy miettiä lainsäätäjinä, että pitäisi miettiä tätä lainsäädäntöä uudelleen, joka on vain käytön myötä toistettu se ei toimi tekoälyn aikaan ja siksi voitaisiin kysyä luottamuksesta. Käyttö kehittyy, myös ajatellen julkista rahakäyttöä myös innovaatioihin ja sitten ja sääntely tulee perässä, käytön ja innovaatioiden perässä. Ehkä nimenomaan tähän liittyen on syytä ottaa esille Euroopan parlamentin päätöslauselma ja miettiä tätä yhtälöä kun yhtäältä on yritysten kilpailukyvystä kyse toisaalta kuluttajien luottamuksesta uuteen tekniikkaan ja meidän kykymme pysyä perässä vauhdissa maapalloistumisessa. Ehkä valkoinen kirja sitten osin vastaa näihin kysymyksiin aikanaan. Ja totta kai odotamme, että komissio työstää näitä kaikkia, mutta toivottavasti siitä kuullaan sitten tulevina päivinä viikkoina lisää. Kiitoksia, herra komission jäsen. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Marko Zullo minuutin ajaksi. Ei taida olla paikalla. Ei ole. Eli sitten menemme seuraavaan puhujaan, eli edustaja Edna Tot, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen nyt me voimme parantaa ihmisten elämää äh, tekoälyn ja automatisaation kautta. Äh, alustat, automatisoidut alustat ovat tärkeät ja, ja tässä on tehty edistystä, kun ajatellaan digitaali äh, palveluja. Ja tämä koskettaa nyt talouden ja markkinoiden kaikkia sektoreita. Se tuo paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin haasteita. Uskon, että kuluttajia täytyy informoida riittävällä tavalla niistä mahdollisuuksista, joita on hyvien päätöksen tekemiseksi ilman ihmistä. Esimerkiksi entistä useammin, kun ajatellaan tekniikkaa, lääketiedettä, niin asiantuntijat eivät tee näitä päätöksiä, vaan tietyt päätökset tehdään automatisoidusti ilman, että ihminen on mukana tässä. Jokaisella kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus saada asiantuntijalta äh, tähän myöskin vastaus, joten tekninen äh, kehitys ei koskaan voi täysin korvata ihmistä ja ei ole käytetty tässä yhtenäismarkkinoiden täyttä potentiaalia, joten tässä täytyy ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotta äh, digitaalisuus saadaan tehokkaasti mukaan niin, että kansalaiset, kuluttaja ja PK-yritykset ovat yhtenäismarkkinoiden keskiössä. Kiitos. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa kollega Evelin Gebhardt minuutin ajaksi. Puhemies, komissaari, kyllä. Tässä on suuria haasteita edessämme tämän automatisoidun päätöksentekoprosessin myötä koska nämä ovat kaikkea muuta kuin puolueettomia sinällään. Ja, ja siinä, voidaan, siinä syntyy paljon eettisiä kysymyksiä, joihin meidän täytyy pystyä vastaamaan. Siksi onkin tärkeää ja oikein, että me keskustelemme asiasta. Algoritmit, joiden, joihin nämä perustuvat nämä päätökset, niihin, eh, niitähän ei nyhjätä tyhjästä, vaan ihmiset tekevät, niitä eivätkä ole sinänsä puolueettomia. Ja se tapa, jolla niitä syötetään, ei ole puolueetonta. Siksi yksi tärkeä kysymys, erittäin tärkeä kysymys on läpinäkyvyys, että kanskalaiset ja kuluttajat voivat saada tietää, mistä nämä algoritmit luodaan ja mitä dataa siinä on käytetty, jotta mutta sitten jo, joiden pohjalta näitä tarjouksia tehdään, jossa sitten minun pitäisi jotakin tehdä, ostaa joku merkki eikä jotain toista merkkiä. Ja, ja kun on kyse, kun ajatellaan autoja, auto, joka on automatisoitu Britannialla, joka on sitten, se saattaa luoda sitten meidän joka on kuitenkin, se on vasemman liikenne, niin se saattaa muodostaa oikeuks, ongelmia täällä, missä on oikeanpuoleinen liikenne. Kiitos. Seuraavaksi Karen Melchior, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, merci, euh, monsieur... Kiitos puhemies komission jäsen. Minä aion puhua tanskaa. Det er ikke alt, der glimter, som er guld. Og det er ikke alle automatiske beslutninger kaikki päätöksenteko ei automatisoitunakaan perustu tekoälyyn. Miksi voi puhua tekoälystä ylipäätään sellaisena sisämarkkinoilla käytetään paljon jo automatisoitu päätöksentekoa ja se voi olla ihan hyvä asia. Siksi on tärkeää, että kun sääntelyä luodaan, se koskisi kaikkia tekniikkaa tulevaisuudessa eikä pelkästään tekoälyä, joka on esillä. Siksi tästä syystä päätös ei ole huono, sen takia että tietokone sen on tehnyt. Kyllä, yhtä lailla ihminenkin erehtyy kuin konekin, siksi tekniikka täytyy olla läpinäkyvää. Minä puhun tietenkin suntaviivoista, vaikka se on vielä vanhanaikaista, mutta kuitenkin päätöksenteossa viime kädessä ihmisen täytyy olla vastuussa. Kun tietokone tekee päätöksen, niin sen täytyy vastata kuitenkin samanlaisia ehtoja kuin ihminenkin olisi päätöksen tehnyt. Eli päätöstä pystytään perustelemaan. Voi olla, että kriteerit olisivat vielä tiukemmat. Meidän täytyy aina myös kyseenalaistamaan päätökset, vaikkakin tietokone sanoisi ei. Odota mielenkiinnolla jatkoa. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi kollega Jirji Pospisil puolitoista minuuttia. Děkuji pěkně, pane předsedající. Pane komisaři, já jsem se zájmem vyslechl. Kiitoksia, puhemies. Olin kovin kiinnostunut kuullessani tämän alustuksen ja on hyvä, että te valmistelette valkoista kirjaa tekoälystä ja automaattisesta päätöksenteosta. Me kiinnitimme huomiota tästä, äh, tähän asiaan IMKossa ja on hyvä, äh, että tämä asia on otettu esille, koska keskustelu jatkaa. Niin kuin jo viime vaalikaudellakin puhuimme tästä näistä erityistä asioista, asioista jotka liittyvät automatisoituihin prosesseihin, ja äh, itse ohjautuvat autot. Nyt meidän täytyy keskittyä tähän kattavaan juridiseen kehykseen koko unionin tasolla, joka asettaa selkeät säännöt asioissa, jotka liittyvät tekoälyyn. Kuluttajan suoja on jo mainittukin säännöt vastuuta koskien, kuka on vastuussa vahingoista, kun kuluttajien, esimerkiksi kuluttajien kohdalla tai, tai ja joissakin muissa tuotteissa, jotka, joita on ohjattu tai tehty tekoälyn voimin. On paljon asioita, joissa meillä on, jossa meillä on vain osittaisia vastauksia, meillä ei ole mitään kattavaa kehystä ja teidän täytyy laatia se. En nyt halua mitään liiallista sääntelyä, mutta olen vakuuttunut siihen, että, että nykyteknologia ja tekoäly ja äh, siinä tarvitaan yhtenäistä eurooppalaista kehystä, jotta tavaroita ja äh, palveluita voidaan edelleenkin vapaasti siirtää myös tekoälyn pohjalta. Kiitos teillekin ja sitten edustaja Brando Fei minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Automatisoidut päätöksentekoprosessit algoritmien avulla ovat yhä merkittävässä asemassa yhteiskunnissamme, elämissämme yhtäältä Totta kai se on ollut hyvä, että saadaan nopeasti päätöksiä ja totta kai siinä voi olla kansalaisten kuluttajien paljon korjattavaakin, jos ovat erityisen haavoittuvia. Voi olla, että siitä saattaa tulla vahinkoakin prosessin kuluessa, jos sillä tehdään virallinen päätös lääketieteestä esimerkiksi tai tietokannassa muuten. Totta kai algoritmit täytyy olla läpinäkyviä ja puolueettomia niin, että otetaan huomioon myös yhteiskuntiemme moninaisuus – perustuen myös päivitettyihin tietoihin, jotka ovat laadukkaita. Me haluamme, että kuluttajat ja kansalaiset saavat tietoa, kun on kyse automatisoidusta päätöksenteosta, niin että se voidaan totta kai ihmisen voimin vielä kumoltakin tarvittaessa niin, että päivitetään myös sääntelyä huomioiden myös, mitä mahdollisia aukkoja on kuluttajan suojassa. Digitaalinen Eurooppa totta kai edellyttää ihmisten palvelimista, ei voiton tavoittelua. Ja toivottavasti mietitään myös näiden periaatteiden noudattamista. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi meillä on keskustelu ilman puhujaluettelua. Vain kaksi pyyntöä tässä. Ensin konis, kollega Polchak, minuutti. Děkuji, pane předsedo, za udělení. Kiitoksia, että sain puheenvuoron puhemies. Haluan sanoa, että pidän tervetulleena tätä keskustelua jonka esittelijä käynnisti. Pidän tästä kompleksista lähestymistavasta. Kun ajatellaan automatisoituja päätöksentekoprosesseja sinällään, niillä on etuja, innovaatioita, modernia teknologiaa ja voisimme jatkaa tätä, mutta tähän täytyy lisätä myöskin riskit ja mahdolliset haitat, jotka liittyvät näihin automatisoituihin päätöksiin, koska tässä vaaditaan melko lailla täydellisyyttä, että nämä ohjelmoidut algoritmit ja koneet toimivat melko lailla täydellisesti ja tämä on haastavaa. Ja tässä myöskin vastuu, sanktiokysymykset nousevat esille. Me totta kai tässä olemme tätä, tästä asiasta päättämästä. Ja on hienoa, että meillä on valkoinen kirja ja tämä on hieno keskustelu, mutta se on vasta käynnistynyt tässä. Kiitos. Kiitos. Sitten Walter Flegu, minuutti. Poštovani podpesedniče, poštovani povjereniče, umjetna inteligencija... Komissaari, puhemies, tekoäly ö, sillä se on tavoitteena parempi elävä äh, sekä yksityisesti että liike-elämässä. Ja se kiinnostaa meitä kaikkia. Totta kai silloin, kun puhutaan liikenteestä, maataloudesta, markkinoinnista, terveydenhuollon, nämä aloita, alo, aloja, joissa tekoäly pärjää ehkä parhaiten. Kuitenkin kuluttajien täytyy voida olla varmoja siitä, millä tavalla päätöksiä tehdään ja miten päätöksenteko järjestetään ja hänen pitää pystyä luottamaan tähän järjestelmään. Siksi haluaisinkin ehdottaa uutta leimaa, luotettava tekoäly. Se, se vahvistaisi ihmisten luottamusta näihin prosesseihin, mutta se olisi myös merkki läpinäkyvyydestä. On hyvin tärkeää suojella henkilö, kohtaisia vapauksia kunkin kuluttajan kohdalla. kohdalla. Tekoälyn, pitä, tekoälyn pitäisi olla tervetullut innovaatio, joka perustuu kuluttajien luottamukseen ja mahdollisuutta ei saa olla. Kiitoksia. Ja vielä kolme Patrick Major viimeisenä vielä. Ja, dank, herr. Niin, paljon kiitoksia puhemies. Codis Law, tämä tarkoittaa sitä, että mikä on kirjattu koneiden koodiin, on kuin lainsäädäntöä, joten huono koodi on ikään kuin huonoa lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme nyt ole siinä tilanteessa, missä algoritmit todellakin tekevät päätöksiä, vaan monissa tapauksissa tilanne on se, että algoritmit ikään kuin vievät näitä päätöksiä eteenpäin tai niitä tuetaan tiedoille, tai tukevat tiedoille, jotka algoritmit ovat laskeneet, eikä tätä voi aliarvioida, sillä tämä on ehkä ongelmasta myöskin sellaiselle henkilölle, joka lopuksi sitten tekee päätöksen, mutta on olemassa tiettyjä läpinäkyvyys takeita ainoastaan niille koneen tekemille päätöksille. Tämä täytyy muuttua. Me tarvitsemme läpinäkyvyyttä, avoimuutta myöskin siellä, missä algoritmit vaikuttavat päätöksiin. Sillä se, että ihminen tekee päätöksen, ei saa olla vain fiktiota ja teoriaa, vaan se täytyy taata myöskin käytännössä. E Kiitos. Sitten vielä lopuksi Keskustelun päätteeksi kuulemme komission jäsentä Thierry Bretonia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheen mies, arvoisat parlamentin jäsenet. Totta puhuen, minä en tunne kovinkaan paljon parlamentteja maailmassa, jossa, kun ajatellaan tätä aihetta, voitaisiin käydä näin laadukas keskustelu tästä aiheesta. Vaikka meillä on täällä olemme eri puolueista, niin kaikki olemme kuitenkin yhtä mieltä tietyistä kysymyksistä. Meillä on samaa, samat toiveet tässä kyseessä, mutta haluan kuitenkin sanoa yhden asian. Kun ajatellaan tätä kehitystä, joka kehittyy ja tulee jatkumaan vuosikymmeniä, se, mikä nyt jaetaan täällä parlamentissa ja myöskin jonka komissiokin jakaa, on ihmisen paikka, inhimillisyyden paikka. Se, että kunnioitetaan arvoja ja kunnioitetaan sitä, mitä me olemme. Ja että päätökset ovat riippumattomia ja että ymmärrämme niitä ilmiöitä, joita, jotka meitä, meitä ympäröivät. Ja että ymmärrämme tilanteita, mitä tapahtuu muuttuu? kuka tekee päätöksiä, vaikuttaako tämä elämään, niin voinko edelleen vaikuttaa tähän, voinko vielä kääntyä jonkun instanssin puoleen, joka tekee tällaisia päätöksiä. Kaikki nämä kysymykset ovat tässä valkoisessa kirjassa mukana. Tämä on siis äh, tekoälyä käsittelevä äh, valkoinen kirja. Se on ainoastaan alkua näille pohdinnoille. Ja tässä äh, on ikään kuin uuden tilan pohdinta käynnissä, jossa me teemme työtä, jossa me toimimme, jossa me teemme yhteistyötä ja joka loppujen lopuksi jakautuu sitten kolmeen muuhun alueeseen, jotka sitten edelleen vaikuttavat elämäämme, yhteiskuntaamme ja myöskin alueeseen, esimerkiksi merialueeseen, ilma ja myöskin muihin alueisiin, joten tekoäly on yksi ensimmäistä elementeistä. Ja sitten vielä toinen asia, josta te puhuitte, josta olitte samaa mieltä. Ja tämä on minulle iloinen asia, koska minä itsekin vielä taistelen näiden kysymysten kanssa. Kun ajatellaan tätä ja näitä päätöksentekoprosesseja, tekoälyn tekemiä päätöksiä ja puhemies puhuttiin siis automatisoidusta päätöksentekoprosesseista, niin tässä puhutaan tiedoista ja me olemme tästä myöskin kaikki meiltä, me jaamme tämän näkemyksen. Jos ei ole tietoja, ei ole tekoälyä. No tässä nyt on keskitytty algoritmeihin ja myöskin tähän koodiin, niin kuin täällä puhuttiin. Nämä ovat hyvin erilaisia prosesseja kuitenkin, ja me pystymme tekemään työtä, kun ajatellaan tätä suhdetta – ja tehdään siis, meillä on tätä koodia, nolla ja ykkösiä ja sitten näitä päätöksiä, joita tehdään. Mutta kaiken tämän taustalla kuitenkin ovat tiedot. Ja tietyt teistä nostivat tämän esille. Teillä oli tässä metafo- metafora koirista ja susista metsissä. Mitä tällä nyt haluttiin sanoa? No sitä, että kun otetaan tietoja jossa, jolla kalastetaan tiettyjä eläimiä esimerkiksi metsässä tai jossakin muualla, niin tässä nähdään sitten erot, kun tämä applikaatio, tämä sovellus tai kone ikään kuin oppii ja ottaa nämä kaikki tiedot. Kyllä, tiedot ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta eh, me kuitenkin käymme tätä taistelua, että miten määritellään nämä tiedot. Jotkin sanoivat, minä kuulin näin, eh, No en minä usko, että tässä olen eh, jälki, jälkijunassa. että olette samaa, tai olette oikeassa, koska tiedot, joita meillä on ja jo, joiden avulla me voimme järkevästi siis tiedot, jotka sisältävät näitä meidän arvojamme ja kaikki nämä uudet prosessit, joita meillä on, esimerkiksi teollisuudessa, B2B ja terveydenhuollossa, tämä on kaikki äärimmäisen tärkeää meille, liikenne ja kaikki nämä tiedot, ne ovat edessämme kun ajatellaan kaikkia näitä tietoja, jotka, joita maailmassa on, niin ne tulevat kaksinkertaistumaan seuraavan puolentoista vuoden aikana. Ja, ja me tosiaankin haluamme tähän komissiossa nyt pureutua. Eli ei ikään kuin lähdetä liian aikaisin liikkeelle. Tässä on e-, erityisiä tietoja, mutta täytyy kuitenkin olla tarkka takana, kun ajatellaan kaikkea sitä, mikä lähtee. Sen täytyy sopia meidän arvoihimme ja siihen, että kansalaiset voivat valita, että heillä on vapaus valita, siis valinnan vapaus, että ei ole algoritmin tai järjestelmän vanki tai jonkin alustan, että on mahdollisuus tehdä näitä valintoja. Tämä on perusarvo ja sitä täytyy työstää, että on mahdollisuus löytää ratkaisuja tässä kysymykseen. Ja lopuksi, että on mahdollisuus myöskin tehdä tämä turvallisesti, että on oikeusvarmuus, eettinen turva, mutta myöskin kyberturvallisuus on tässä äärimmäisen tärkeää. Eli tämä liittyy myöskin infrastruktuureihin, jotka näitä tietoja esimerkiksi säilyttävät. On selektiivisiä älykkäitä sovelluksia, erilaisia oppivia koneita, laskimia, jotka käsittelevät näitä kuukausi sen jälkeen näitä tietoja. Ja täytyy kyllä pitää kiinni tästä suvereenisuudesta ja kapasiteetista tehdä valinta. Ja tämä kuitenkin on, on osa meidän elämäämme. Meidän täytyy olla todellakin tarkkoja, että tämä tapaa, kun puhun näistä eri arvoista, on ikään kuin noiden arvojen päällä, jotka kuitenkin muodostavat tätä, tämän meidän jokapäiväisen elämämme. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen tästäkin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja nyt toteaisin, että meillä on päätöslauselman luonnos tullut liittyen tähän keskusteluun. Näin ollen toimitamme äänestyksen päätöslauselmasta myöhemmin torstaina. Ja sitten menemme eteenpäin esityslistalla seuraavaan kohtaan. Nimittäin sen mukaan meillä on komission julkilausuma aiheena pk-yritykset ja parempi sääntely. keskustelun käynnistää meidän iloksemme komission jäsen Thierry Breton. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Donc, sans... Kiitoksia näin pitämättä puhetta. Tiedon maailmasta, pk-yritysten maailmaan on siinä oma siirtymänkin, koska tiedon maailma muokkaa paljon myös taloudellista toimintaa mantereillamme ja olen ihan vakuuttunut siitä, että se myös antaa innoitusta paljon myös pk-yrityksillemme. Se on niin tärkeä peruskivi koko talouskudoksessamme. Puheenjohtaja von der Leyen ihan täällä samassa täysistuntosalissa muistutti tästä. Ei siitä niin paljon aikaa ole, että pk-yritykset edustavat oikeastaan kaikkea sitä, mikä on olennaista ja hyvää taloudessamme. Tiedätte luvut yhtä hyvin kuin minäkin. Se on tärkeä, tiivis kudos, tärkeä siellä on miehiä ja naisia, yrittäjiä, joka kokonaisuudessaan on luonut tavallaan yritysmaailman ja oman yrityksensä. He tekevät työtä yötä päivää, kehittävät yritysten taistelleen myös esteitä vastaan. Meidän tehtävämme on toimia niin, että on vähemmän esteitä. 90 prosenttia yrityksistämme Euroopassa ovat pk-yrityksiä. Se on kaksi kolmasosaa meidän työpaikoistamme, eli totta kai ehdottomasti meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä suurimmassa määrin. Ja tästä syystä, kun ajatellaan minun omaa salkkuani komissiossa, niin totta kai sisämarkkinoissa tämä on aivan ehdottoman tärkeä aihe ja toimia niin, että meidän pk-yrityksemme nimenomaan pystyisivät hyötymään tästä, mitä me nyt olemme täällä pitäneet esillä myös näistä suurista haasteista, jotka muokkaavat manterettamme jatkossa, varsinkin ajatella vihreän kehityksen ohjelmaa, joka paljon muuttaa käytetymistämme ja tapaamme toimia, tuottaa ja kuluttaa. Mutta voidaksemme auttaa kaikkia pk-yrityksiä, on pidettävä mielessä erittäin tärkeä osatekijä, josta puheenjohtaja von der Leyen totesikin jo, ja hän halusi, että minä nimeän PK-yritys lähettilään, en voi, miten se nyt ranskaksi sanoisikaan, edustajan, joka edustaa PK-yrityksiä ja jonka on minulla sitten yhteyshenkilö PK-yritysten ja oman tehtäväkenttäni välillä. Hän on jatkuvasti kentällä ja on ajan hermolla, kun ajatellaan ongelmia, joita siellä on. Ja josta voimme päästä eroon helpostikin ehkä niin, että voidaan hyödyntää kaikkia energiaa ja päästä eteenpäin. Sitä varten totta kai täytyy vähän paremmin säätää lakeja pk-yrityksiä varten. Edelleen on edelleen liikaa esteitä ja totta kai se myös sitten joustavuutta rajoittaa sisämarkkinoilla, mutta myös estää meitä hyödyntämästä täysimittaisesti sisämarkkinoita. Parempi sääntely totta kai tarkoittaa myös sitä, että aina kun jotain säädetään, niin sitten luovutaan jostakin. Eli jos tulee uutta sääntelyä, uusi säädös, niin sitten yksi poistetaan edestä. Totta kai tavoitteena ei ole purkaa sääntelyä sinällään, vaan toimia siten, että lainsäädäntömme olisi joustavampaa niin, että se nykyympäristö vastaisi paremmin myös PK-maailmassa. Ja varsinkin kun ajatellaan tätä digiaikakautta, jolloin myös pk voisivat hyötyä kaikesta siitä, mitä tämä uusi kehitys on tuonut mukanaan muutoksina siinä, miten tehdään työtä tai tuotetaan, niin että voidaan luoda erilainen suhde myös asiakkaaseen. PK-yritys Koitinkivi on jo tässä osana – mukana lisäpaketissa. Totta kai sitä jatkettava, totta kai täytyy miettiä, mikä sujuu hyvin, mikä toimii, Oikeastaan sitten, jos niin on heikompaa. Ja tätä aion kehitelläkin jatkossa myös tämän kuuluisan PK-lähettilän kanssa. Me työstämme uutta strategiaa PK-yrityksiä varten. Ja, ja siinä täytyy antaa eh, PK-yrityksille kuuluvampi ääni myös paremmassa sääntelyssä. Ja me haluammekin esittää tiettyjä toimia tältä osin. Ja totesinkin, että tässä tehdään kiinteä yhteistyötä myös varapuheenjohtaja Sefkovicin kanssa. Tätä tarkoitusta varten yleensä tarkoituksena on taata se, että mitä komissio sitten erottaakin, se perustuu nimenomaan siihen, että ajatellaan ensin pienesti, jossa sillä jotain arvoa on, PK-kentällä ja sitten miettiä toisiin, jos tarvetta on. Ja totesin, että meidän täytyy antaa vahvempi ääni enenevässä määrin myös tälle lainsäädännön kerääntyvälle vaikutukselle. Se on meidän velvollisuutemme. Itse minä olen kokenut. Ei nyt ihan eilen, mutta olen itsekin luonut aikana PK-yrityksen ja tiedän, mistä on kyse, mistä vastuusta on kyse. Eli kun on ikään kuin kuristusotteessa ja ihan fyysisesti se tuntuu. Eli nyt todellakin täytyy auttaa ja totta kai digitaalisuus auttaa meitä toimimaan siten, että me pystymme tämän kaiken muuttamaan. Meillä on suuremmoinen tilaisuus käsissämme saada sisämarkkinat niin, että meillä on 450 kuluttajaa sisämarkkinat, jota nimenomaan hallitaan ja kuten edellisessä keskustelussa kuultiin, yhteisin arvoin – yhteisellä innolla ja totta kai yhteisin säännöin myös, yhteisin standardein. Se on meidän markkinamme se. Paljon on vielä tietenkin tehtävää, koska totta kai meidän täytyy vastata siihen, mikä ei toimi. Me olemme keskustelleet myös siitä juuri kun osa lähti. Tämä on meidän yhteinen hyvämme, peruskivemme. Totta kai se on se väline, joka on pk käytössä, mutta liikaa esteitä on edelleen. On hankalaa pekurituksen kannalta yli rajan myydä tuotteitaan. Minä tiedän sen itse, eli totta kai meidän täytyy valtavasti vielä uurastaa tällä saralla niin, että tämä suuremmoinen tilaisuus, joka meillä on sisämarkkinoilla, avataan kaikille pekurityksille Ja pitää paikkansa, että digitaalisuus siinä meitä auttaa merkittävästi. Totta kai meillä on suuria toimijoita ja nähdään, mitä digitaalisuuden alustoilla voidaan saavuttaa myös myynnissä. Ja minä haluan tämän viedä pk-yrityksillekin. Lopuksi halusin vielä todeta, mitä tulee sääntelyn tarkastelukomiteaan ja ajatellaan sääntelyn laatuun ylipäätään, niin olen sitä mieltä, että on aivan ehdottoman välttämätöntä puhua tästä lautakunnastakin. Lautakunnan tehtävänä on valvoa säädösten laatua, ja se on erittäin tärkeä PK-yrityksen kannalta. Ja totta kai katsoa, mitä on saavutettu ja tehdä komissiolle ehdotuksia. Se on väline, ja todella kun itsekin olen entinen PK-yrittäjä, niin tiedän, että miten tärkeää on, että meitä kuullaan, kun uutta lainsäädäntöä laaditaan. Sanotaan, no se sujuu, tuo ei suju, muutetaan tätä vähän, tuota enemmän. Eli se on erittäin tärkeä tehtävä. Siksi me, meille se on tärkeä riippumaton elin toki, mutta osa koneistoa, se ei ole mikään neuvontava kuitenkaan. Olen sitä mieltä, että aivan välttämätöntä saadaan myös sitten myönteinen lausunto näille aloitteille, jos niitä komissiolle esitetään päätöksentekoa varten. Se on tärkeä väline ja aika innovatiivinenkin mielestäni. Ja näin PK-yritykset voivat esitellä meidän omia ongelmiaan teillekin, komissiolle, jotta ne hoidettaisiin. Eli tämä minä halusin sanoa näin keskustelun käynnistämiseksi. Tämä on keskeinen aihe meillä on avautunut paljon uusia mahdollisuuksia, uusia haasteitakin ja minä odotan nyt suurella mielenkiinnolla tätä jatkokeskustelua ja ehkäpä sitten voin vastatakin. Kiitos. Kiitos, herra komission jäsen. Sitten puhujaluettelon Henna Virkkunen, ei taida olla paikalla, sanoo puhemies. Eli ei anteeksi, kylläpä on paikalla. Eli saatte puolitoista minuuttia puheenvuoroa. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puhemies, kiitos komission ja sen Preton, että esittelitte komission näkemykset. BK-yritykset ovat todellakin taloutemme selkäranka. Ne edustavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä EU-ssa joten niiden rooli on ratkaiseva, kun puhumme työpaikoista, kilpailukyvystä ja innovaatiosta Euroopassa. Olen iloinen, että uusi komissio sillä on paljon hyviä tavoitteita PK-yritysten tilanteen parantamisen Euroopassa. eu sääntelyn täytyy paremmin auttaa yrityksiämme laajentumaan. Haluaisin korostaa tässä kolmea asiaa. Ensinnäkin parempi sääntely se on tämänpäiväisen keskustelun tärkein aihe. Haluaisin esittää aivan erityisiä kysymyksiä komissiolle. Miten komissio tulee mittaamaan EUn lainsäädännön täytäntöpanokustannuksia ex ante ja ex post niin, että kustannuksia voidaan vähentää pk-yrityksille ja samanaikaiseksi voidaan taata ympäristö-, sosiaali- ja työstandardeja. Ja koska tiedän, että varapuhemies Sefcovic on paremmasta sääntelystä vastuussa. Kysyisin, olisiko mahdollista saada kirjalliset vastaukset, vastaus tähän kysymykseen. Sitten kysymys teidän salkkuunne liittyen. Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen siihen, että PK-yritykset ovat mukana. Parlamentti on tätä pyytänyt, vaatinut pitkään. Haluaisimme kuulla, mi- mihin komissio aikoo asettaa tämän PK-lähettilään palveluissaan? Ja sitten kysymys, joka liittyy PK-yritysstrategiaan, toimenpanoon ja myöhästyneisiin maksuihin. Me olemme kuulleet PK-yrityksiltä ja sidosryhmiltä entistä enemmän, että maksut ovat tulleet myöhään. Suuret yritykset ja asiakkaat eivät kunnioita aikatauluja ja toivon, että komissio puuttuu tähän myöhäisten maksujen ongelmaan, sillä se, että tätä direktiiviä toimeenpana paremmin, sitä tarvitaan niin, että pk-yritykset voivat myöskin hyötyä direktiivistä. Kiitoksia seuraavaksi Patricia Toija, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente, grazie. Kiitoksia puhemies, Kiitoksia komission jäsen tänne toimittamaan ohjelma pk varten on tyytyväisyyden aihe. Totta kai katsotaan sitten aikanaan ja sitten ruvetaan työstämään näitä teemoja, kun olemme jo vuosien ajan tivanneet tätä strategiaa pk-yrityksillä ilman, että mitä tuloksia on saatu kuitenkaan. Täytyy kyllä sanoa, että ensimmäiseksi hyvän sääntelyn nimissä täytyy uudelleen miettiä määritelmiä, kriteereitä pk-yritysten varten. Muistatte varmasti, että parlamentti on hiljattain ottanut kantaa tähän ennen tätä kuulemista. Ja jälleen kerran on vahvistettu nämä kriteerit, varsinkin ajatellen työntekijöiden määrää ja niitä tekijöitä, jotka eivät saa raskauttaa pk-yritysten elämää joissakin maissa, vaan yritys voi olla todella mikroyritys, pikkuruinen perheyritys. Jos ajatellaan ylipäätään tätä strategiaa, niin kuten täällä on todettu aikaisemminkin jo tästä, niin ensinnäkin meidän täytyy miettiä tärkeää tätä arvoketjua, että mahdollisimman paljon otetaan mukaan PK-yrityksiä tähän strategiaan niin, että voidaan vahvistaa tätä rakennetta, toimintaa ja saada heidät paremmin mukaan myös tässä siirtymässä. Toiseksi tarvitaan vuoropuhelua yritysten kesken, mutta myös yliopistojen kanssa. Tämä annetaan riittävää koulutusta. Se on liian heikkoa näinä aikoina, varsinkin jossakin maissa. Ja totta kai myös tämäkin on strategiassa, koska hyvä saada lainsäädäntöaloitteita, mutta meidän täytyy lisätä pätevyyttä osaamista myös henkilöstön tueksi ja innovaatioita, digitalisaatiota, niin että sitä vahvistetaan. Se on tärkeää tässä strategiassa. Olemme aivan varma, että se huomioida. Totta kai ei riitä vain hyvät säännöt, vaan myös hyvä sisältö, hyviä aloitteita, hyvää arviointia. Ei totta kai pidä sivuttaa sitä sisältöäkään, joka pannenaan tähän strategian. Kiitos. Kiitos. Hyvät kollegat, me kuuntelemme seuraavaksi Martina Deberjovaa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitos komission jäsen. Kiitän teitä näistä positiivista viesteistä. On hyvä olla näin kunnianhimoinen. Me kaikki odotamme Euroopan komissiolta tällaista Euroopan teollisuuspolitiikan strategiaa, joka, panostaa myös innovaatioihin, joka olisi hyvä, jossa on hyvä pohja ja joka pystyy kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tarkoittaako tämä sitä, että me vielä äh, selvitämme niitä tapoja, miten me selviydymme tästä, näistä tilanteista? Me olemme jo keskustelleet siitä, mitä meidän pitäisi tehdä tukeaksemme dynaamisia yrityksiä Euroopan unionissa – täällä parlamentissa eräät kollegat uskovat, että meidän pitää muuttaa sääntöjä, kilpailusääntöjä markkinoilla ja, est, ja, ja estää suurien yritysten kasvamista liian suuriksi. Mutta haluaisin tässä todeta, että mikään yhtiö ei ole ollut alussa suuri. Kaikki ovat aloittaneet nollasta tavallaan. Euroopalla on valtava etu ja se on se valtava potentiaali, joka piilee e- PK-yrityksessä. Ja luvut ovat selviä näillä yrityksillä. Nämä yritykset ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Ne ovat luoneet paljon työpaikkoja. Niin ikään haluaisinkin tietää, mikä on komission suunnitelma tehdä, jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan markkinoilla on suuria toimijoita, jotka ovat onnistuneita, mutta samaan aikaan on myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat myös hyviä ja jotka voivat jatkaa kasvuaan Euroopan markkinoilla, kuten myös kansainvälisesti. Pidän hyvänä teidän pyrkimyksiänne keskittyä erityisesti pk-yrityksiin, mutta se mitä haluaisin tietää on, miten te aiotte varmistaa että, että, että äh, ajattele pienesti aluksi, että se on myös komission aloitteessa mukana. Kiitoksia kovasti ja kaksi tietoa. Me olemme vielä näissä poliittisten ryhmien puheenvuoroissa, eli nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan sinistä korttia ei voi käyttää tässä vaiheessa. Ja sitten olemme vähän myöhässä myös ohjelmassamme, Eli en voi taata tällä haavaa, että voimme päästä puhuja, keskustelemaan puhujaluettelua. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoista. Ja niin nyt seuraavaksi kollega Gilles Le Breton, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Euroopan unionissa PK-yritykset edustavat 99 prosenttia yrityksistä ja kaksi kolmasosaa työpaikoista yksityisellä sektorissa. Meidän täytyy rohkaista niiden luomista kilpailukykyä, koska ne ovat tärkeä vipu myös talouden kehityksessä. Siksi varsinkin kun digiajalla, tekoälyn ajalla, siitä on paljon hyötyä myös heille. Siitä täytyy nyt siihen täytyy tarttua niin, että meistä tulisi nyt huomisen talouden jätti. Euroopan unionin täytyy panna järjestykseen talouspolitiikkaansa, sen täytyy helpottaa rahoituksen saamista niin, että pankit antaisivat luottoa, varsinkin myös luottotakuin. Ja meidän täytyy myös luoda hyvät kilpailuedellytykset reilulle kilpailulle sisämarkkinoilla, mutta myös neuvotellen uudelleen vapakauppasopimukset, jotka keskittyvät liikaa suuryrityksiin. Meidän täytyy yksinkertaistaa myös rahoitusavun antamista, kun ajatellaan, se on liian monimutkaista näitä yrityksille, jos niitä haluat hakea. Eli lopuksi olen aika skeptinen herra komission jäsen Thierry Breton komission todellisesta halusta kohentaa tilannetta, koska teidän ajatuksenne nimetä PK-lähetys on pelkkä jippo. Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi minuutin ajaksi puheenvuorossa kollega Damian Puusilager. Thank you, Commissioner, for Kiitoksia komission jäsen, että tulitte tänne ja puhuitte tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Oli hienoa kuulla, että olette yrittäjä. Itse minäkin olen perustanut poliittisen liikenteen hiukan eri ala, mutta minä kuitenkin pidän innovaatiosta kilpailu, kilpailusta. Tästä syystä tämä parempi sääntely on mielestäni hyvä, sillä pyritään vähentämään epävarmuutta. Se on hyvä startupeille, uusyrityksille tämä lainsäädäntö, epävarmuus on huonoksi, huonoja ja toivottavasti tässä saadaan parannusta aikaiseksi, mutta näen tässä myöskin huolestuttavan trendin, että haluamme kilpailulainsäädäntöä heikentää niin kuin Ranskassa, Saksassa, Italiassa on todettu. Ja tämä on kilpailukyvyn ja innovaation vastakohta, joten toivottavasti me parlamentti ja komissio yhdessä voimme pienten pelureiden kilpailukykyä tässä parantaa eikä heikentää. Kiitoksia. Kovasti seuraavaksi puheenvuoron saa Anteeksi. Puhujelma mikrofonia. debate then what is then the sense of sitting here? Mitä järkeä täällä olisi, jos ei saa osallistua keskusteluun? No kiitos. Minä kirjasin ylös kyllä teidän ajatuksenne. Tehän tiedätte, mikä tilanne on. Me hoidamme näin sinisen kortin menettelyä. Sitä ei myönnetä ensimmäisten poliittisten ryhmien puolesta puheenvuoron ajan. Se on sääntö, joka on varsin tunnettu. Minä en ole itse mitään päätöstä tehnyt tässä aiheessa. Ja nyt puheenvuoron saa kollegamme Jurgi Shah minuutin ajaksi. Dobrý večer, pekne. To, Kiitoksia puhemies. Se, mitä PK-yritykset tarvitsevat, on vähemmän byrokratiaa ja parempia järjestelmiä ja hyvää kilpailua ja se, että hyväksytään toimia, niin se kuuluu jäsenvaltioille. Ja, ja on tarkoitus, että yritykset pystyvät toimimaan myös rajojen toisella puolella. Ja meidän täytyy poistaa esteet. Yksi este on, on rahoituksen saaminen. Se on edelleenkin ongelmallista. Ja tältä kannalta tarkastella, että myönteinen askel pitäisi olla selkeät säännöt Euroopan pääomamarkkinoilla. markkinoilla ja tämän tyyppisiä toimia, ovat, ne, ovat, ne voisivat hyödyttää erityisesti pieniä yrityksiä, kuten myös kuluttajia, joita yritysten pitäisi muutenkin palvella. Me olemme samassa veneessä. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutin ajaksi saa varapuhemies Fabio Castaldo. Muito obrigado, Kovasti kiitoksia puhemies. Kiitos, hyvät kollegat. Parahin komission jäsen. PK-yritykset edustavat todellakin selkeä rankkaa Euroopan taloudessa ja he edustavat myös merkittävää yrittäjäperinnettä eri alueillamme. Ja totta kai, kun on kyse rajoitetuista voimavaroista, heitä rangaistaan estein, joita meillä on sääntelyssä. Se, että saamme heille suodullisen sääntelyympäristön, on aihe, jota voimme tukea, mutta tarvitaan uusia välineitä, jotta voidaan vastata globalisaation haasteisiin. Ja totta kai täytyy erityistoimia nimenomaan pk-yrityksiä varten, ja totta kai, totta kai tarvitaan lävitettömästi näitä periaatteita. Ehkä tässä in Europe-ohjelmassa voitaisiin tarjota enemmän tukia pk-yrityksille, ja myös uutta teollisuuspolitiikkaa tarvitaan komissiota niin, että turvaudutaan innovaatioon, kansainvälistymiseen ja luottotukseen. Usein kuullaan kollegat, että olemme liian kaukana pk-yritysten todellisuudesta ja arjesta, ja te on kuultu täälläkin, ja meidän täytyy kuilu kuroa umpeen se on tärkeää meidän yhteiskunnamme kuroksen kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi kollega Kiiseke. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Ja, no Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen Breton, hyvät kollegat. Minä haluan tässä nyt todeta, että olen tässä Henna Virkkusen kanssa samaa mieltä ja haluaisin myös tässä pyytää kirjallisia vastauksia näihin kysymyksiin. Ensinnäkin kun ajatellaan tätä PK-filteriä, jos tämä tehdään vapaaehtoisesti, niin miten tämä testi nyt sitten, miltä se konkreettisesti näyttää tämän PK-filterin kohdalta? Miten halutaan nyt parantaa tilannetta niin, että filteri on sellainen, että siitä tulee tehokas väline? Onko tässä tarkoitus nyt tehdä vaikutusten arviointeja siitä, ja arvioidaanko siis näitä vaikutusten arviointeja pk-yritysten osalta? Sen pitäisi olla sitova, riippumaton tämän filterin. Ja miten sitten tämä vihreän kehityksen ohjelma, otetaanko se mukaan, sillä lainsäädäntö, tämä lainsäädäntö tulee vaikuttamaan kyllä merkittävällä tavalla pk-yrityksiin. No sitten tämä sääntely, valvonta, meillä on kolme eh, eri asiantuntijaa, meidän täytyy tätä eh, komiteaa parantaa niin, että saadaan tuollainen riippumaton tarkastuselin. Ja sitten mm, ylisääntely, eh, usein sitä olemme äh, äh, tätä ylisääntelyä ei saisi tapahtua, mutta haluaisin lopuksi sanoa arvon komission jäsen, että se mitä te sanoitte aluksi äh, tällaisesta PK-lähettilästä ja one in one out periaatteessa, että parlamentin pitäisi olla vielä mukana tässä, niin EPP tukee tätä paremmassa lainsäädännön, paremman lainsäädännön osalta kansapuolue kyllä teitä tukee. Kiitos. Sitten seuraavaksi saa kollega Nicolas González Casares minuutin ajaksi. President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Brötton PK-yritykset edustavat 99 prosenttia Euroopan kaikista yrityksistä ja tarjoavat 90 miljoonaa työpaikkaa. Siksi ne ovat meidän taloutemme selkärankaa. Ja todellakin komissio on esittänyt omaa ohjelmaa sisämarkkinoilla niin, että siellä olisi miljardi euroa vain ei se ole kauhean strateginen tekijä. Se PK-yritysten täytyy olla nimenomaan keskiössä meidän politiikassa. Ja todellakin, että tämä painopiste nähdään myös sitten Euroopan teollisuusstrategiassa, josta me päätämme tulevina kuukausina omine tavoitteineen, jotka ovat konkreettisia, mitattavissa ja ennen kaikkea ovat riittävän kunnianhimoisia niin, että tarjotaan riittäviä välineitä, että voidaan myös vihreän kehityksen ohjelma toteuttaa ja vastata digimurrokseen. Ja totta kai on hyvä luoda työpaikkoja, mutta me tarvitsemme myös rahoituspuitteet riittävässä määrin, antaa happea pk-yrityksille en tässä valtavassa haasteessa, joka meillä on tulevina vuosina. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Schreinemacher. Minuutti. voorzitter commissaris collega's. Kiitoksia puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Perjantaina puhuin Hansin kanssa. Hans perusti seitsemän vuotta, hänellä oli seitsemän vuotta äh, sitten innovatiivinen idea eräästä alustasta, he aloitti, aloittivat äh, kullakolta ja nyt, nyt niillä on valtavat isot toimistotilat. Nämä yritykset, joilla on näkemystä ja rohkeutta, ne tarvitsevat apua ja tukea. Minä olen iloinen siitä, että, että saa, meillä olisi harmoninen eurooppalainen lähestymistapa, mutta, mutta meillä on sääntöjä, jotka eivät, teistä, eivät mahdollista Ongelmat alkavat äh, silloin, kun mennään äh, rajan yli. On vaikea saada rahoitusta, on vaikea päästä vierailla markkinoille. Ne ovat esteitä yrityksille. Totta kai eh, eihän tämä ole ainoa asia, koska rajat ylittävät kaupat ovat kuitenkin yksi tärkeä osa EUn liiketoimintaa, e, liiketoimintaa EUssa. Meidän täytyy tukea näitä yrityksiä ja meidän täytyy myös konkreettisesti tehdä jotain äh, näiden yritysten tarpeiden osalta. Haluaisinkin pyytää komissiolta E, e, e, ottamaan huomioon tämän in, uh, one in, one out uh, periaatteen käytännössäkin. Kiitoksia. Kiitos sitten kollega Schrechnemikä. Teille on sininen kortti esitetty. Mandersilta, hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, 30 sekuntia. For your Kiitoksia tästä. Kiitoksia komission. Haluaisin kysyä äh, rouva Schreinemacherilta, koska hän antoi loistavan esimerkin siitä, millaisia taakat ovat pk yrityksille sisämarkkinoilla. Ehkäpä äh, sitä, että vähennettäisiin tätä äh, lainsäädännössä sitovia kysymyksiä kansallisen solvitin kautta ja niin, että tehtäisiin nopea päätös niin, että jäsenvaltiot sitten sanoisivat kyllä tai ei. Mitä mieltä te olette tästä kysymyksestä? Ehkäpä eh, komission sen onkin voi vastata tähän. Edustaja Schneidenmacher, 30 sekuntia aikaa vastata. Uh, Chair and Mr. Manders for your question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. No minä en tunne yksityiskohtia tästä ehdotuksestanne enkä tiedä miten se nyt tähän oikeusjärjestelmään sopisi, mutta uskon, että se, että tässä pyritään helpottamaan ja tekemään eh, nopeammaksi PK-yrityksille käynnistää tällainen oikeusprosessi ja myöskin päättää se, niin se on hieno asia. Ja mielelläni kuulen myöskin, mitä herra Breton tähän sanoi ja miltä yksityiskohdat näyttäisivät. Mutta kaikki tavat, että tätä voitaisiin lyhentää, niin olisivat sellaisia, että voisin niitä tukea. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Beck, yksi minuutti. Pienet ja keskisuuret yritykset, PK-yritykset, kattavat 65 prosenttia kansantalouksesta EU-laajuisesti ja niillä, niissä on töissä noin miljoona ihmistä. Ne eivät pääse juurikaan rahoitusmarkkinoille. Pankkilainat ovat siksi tärkeitä. Vihreän kehityksen ohjelma on lupa rahan painamiselle ympäristösuojelun nimessä. Pääomamarkkinaunioni auttaa suursijoittajia. Ne uivat rahassa jo vuodesta 2011 lähtien ja pk-yritykset taas joutuvat säästämään. Painettu raha taas mm, sijoitetaan kiinteistöihin – eikä reaalitalouteen. Vihreän kehityksen ohjelma, negatiiviset korot ja nämä muut, nämä ovat osa rahoitusjärjestelmää, joka pitää pitää kansalaisia ja pk-yrityksinä aivan narreinaan. EU on valitettavasti syypää tähän järjestelmään. Kiitoksia. Sitten edustaja Roos, yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Olen nyt nähnyt tämän uuden EUn strategian. Siinä on hyviä tavoitteita, mutta yrittäjät ovat kuitenkin ihmisiä. Meidän ei pidä sallia sitä, että yrittäjät joutuvat kärsiä viranomaisten toimesta. Ja itse puhun kokemuksesta silloin, kun olin aikoinaan yrittäjä. Mutta pk voidaan auttaa, eikä näillä viidellä kohdalla, vaan poistamalla sääntelyä. Trump on stimuloinut tällä tavalla Yhdysvaltojen taloutta, ja aina kun tuli yksi lisäsääntö, niin kahdeksan vanhaa poistettiin. Eli meidän pitäisi nyt miettiä tätä luokittelua. Tänä on luonut paljon lisäbyrokratiaa pk-yrityksille, ja jos halutaan kunnollisia sääntöjä, niin ensinnäkin pitäisi varmistaa, että PK-yritykset helposti saavat tukea viranomaisilta ja että he saavat, heille maksetaan se, mikä heille ollaan velkaa. Kiitos. Card from Mr. Teille on Sokolilta sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Teillä on puoli minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Te mainitsitte monta PK-yrityksen ongelmaa, mutta suurin osa näistä liittyy kansallisen lainsäädäntöön itse asiassa. Kansalliset menettelytapasäädöt ja kansallinen verotus Oletteko sitä mieltä, että näistä esteistä päästään sillä lailla, että harmonisoidaan kansallista eh, verotussäännöstöä Euroopan tasolla? Ainoa tapa päästä eroon on se, että olisi yksi ainoa sääntö Euroopan tasolla, näin päästäisiin eroon kansallista esteistä. Tarvitaanko siis lisää harmonisointia EU-tasolla mielestäni? Kiitos. Please. Niin, ratkaisu on se, että EU ei sääntele verotusta, vaan jäsenvaltiot. Mutta me koskaan koske ainoastaan verotusta, vaan sääntelyä, tietosuoja-asetusta ja monia asioita, jotka ovat rasite. Eikä tämä koske siis vain veroja. Mutta verotus on kansallinen kysymys, emmekä halua missään tapauksessa koskea siihen. Kiitos. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Kiitos ja Papadakis, olkaa hyvä. Kiitos. Tässähän on kyse hyvin dynaamisesta pk-yrityksestä. Kyse on osittain hyvin pienistä yrityksistä, joissa on vain yksi tai kaksi työntekijää. Näillä yrityksillä on valtavia ongelmia. On todistettu, että ne muruset, joita monikansalliset yritykset jättävät pk-yrityksille, eh, ovat hyvin pieniä. PK-yritykset samalla kärsivät, kärsivät rahoituksen saannin vaikutuksesta ja muista. Valitettavasti isot kalat syövät pienet. Kaikki sääntely on isoille, yritysten, isoille yrityksille suotuisia. Mm, verohuojennukset eivät myöskään eivät myöskään poista sitä kuvaa, että vk yritykset joutuvat taistelemaan. Me tarvitsemme siksi taistelua näitä monopoleja vastaan. Kiitos ja sitten edustaja Piper. Kiitoksia. Nyt tuntuu siltä, että PK yritykset ovat arvostettuja komissiossa. Sefcovic ja Boiton ja sitten Gabriel komissiossa. He haluavat auttaa yrityksiä ja se liittyy yleensä rahoitukseen. Esimerkiksi pääomamarkkinat ja muut. Kiitoksia hyvistä ehdotuksista pk-yrityksille, mutta tänään sain kuulla ja haluaisin kiittää, kiittää Bodonia niitä, että rahoitus ei ole kaikkea, edistäminen ei ole alea, vaan pk-yritykset tarvitsevat puiteehtoja. Me tarvitsemme oikeuden lakeja, joissa on vähemmän byrokratiaa, ja me tarvitsemme digitaalista taloutta, jossa on turvallinen pääsy tietoihin. Meillä pitää olla hiilivuotomenettely ja meidän täytyy erityisesti ottaa huomioon pk-yritykset. EUn politiikka on paljon muutakin kuin rahoitusapua. Ja ensinnäkin me haluamme komission, joka ajattelee pk-yrityksiä enemmän ja haluaisimme kiittää tästä Bretonia, mutta tämä ei riitä, vaan myöskin von der Leyen pitää edistää näitä asioita. Meillä pitää olla yhteys suoraan komission puheenjohtajaan, koska muuten tilanne on hyvin sirpaloitunut. Ja me haluamme uudelleen määritellä pk-yritykset. Nehän ovat Euroopan talouden selkäranka, mutta siellä ei ole sellaista jaottelua kuin suurissa yrityksissä, mutta pk yrityksenkin pitää säännellä. Ja pk-yrityksiä ei pidä tukea ainoastaan rahoituksella, vaan tärkeimmät ovat nämä puiteehdot pk-yrityksille. Kiitos. Kiitos. Ja edustaja Kutar, yksi minuutti. Zgur li taqbel miaj li biex l-industrija tibqa' kompetittiva Hyvä komission jäsen, te varmasti olette samaa mieltä kanssani siitä, että jotta voimme olla kilpailukykyisiä, tarvitsemme uu- mukautumista, tarvitsemme uuden strategian PK-yrityksille. Näin tämä määrittää EUn roolin globaalin markkinoilla, jos haluamme kilpailukykyisiä yrityksiä, pitää vauhdittaa digitaalista siirtymää, tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, jotka heijastelevat nykyistä Eh, taloudellista ja teknistä tilannetta. On varmistettu, että pk-yritykset saavat tarpeeksi rahoitusta ongelmitta ja julkisen hankintojen osalta tarvitaan yksinkertaisia menettelyitä ja on edistettävä toimintaa markkinoilla niille, on annettava parempia välineitä ja huomioitava epäoikeudenmukaiset säännöt. On lisättävä tietoisuutta siitä, minkälaisia välineitä nyt jo on käytössä. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Kaksi kolmasosaa työpaikoista luodaan PK-yritysten toimesta. Ne ovat siis näin tärkeitä meille. Tästä syystä meidän on tuottava niitä ja niitä on auttaa. Mr. President, je vous salue, monsieur le commissaire. Kiitos. PK-yritykset ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionille. Meidän on huolehdittava siitä, että me luomme oikeanlaista lainsäädäntöä. Meidän on autettava PK-yrityksiä markkinoilla. Ne ovat tärkeitä talouden toimijoita ja siksi on huolestuttavaa, että suuri osa PK-yrityksistä on vaikeuksissa. Lainsäädäntö on liian monimutkaista, on vaikea saada pätevää työvoimaa. Joissakin jäsenvaltioissa on kovaa valvontaa ja kyllä pitää ottaa huomioon myös korruptio valtiorakenteissa. Tilanne on hyvin vaikea. Jopa eurooppalaiset rahastot ovat sellaiset, että niiden, niihin on vaikea saada pääsy joissakin jäsenvaltioissa. On indikaattoreita ja menettelyitä, jotka ovat niin monimutkaisia, että niitä on melkein mahdotonta panna täytäntöön. Meidän on tehtävä tutkimus, jotta voimme nähdä, mitkä ovat syitä pk-yritysten konkurssiin menolle. Mitä vo, miten voisimme auttaa pk-yrityksiä? Hyvä komission jäsen, meidän on huolehdittava siitä, että eu lainsäädännössä tulee parempaa, että jäsenvaltiot panevat sen myös nopeasti täytäntöön. Ei pelkästään kirjata, vaan myös henkeä pitäisi kunnioittaa. Kiitos edustaja Dari. Grazie presidente. Kiitoksia puhemies. Komissio on katsonut nyt, millaista rahoitusta tarvitaan PK-yrityksissä ja millaisia rahoitusvälineitä EU:ssa on käytössä. Valtaosa edunsaajista eivät tunne näitä rahoitusvälineitä, joita EU:ssa käytetään. Ja komissio tietää vain rajallisesti, millaisia tarpeita edunsaajilla on. Tilintarkastustuomioistuin totesi näin kertomuksessaan, joka julkistettiin tammikuussa. Ja meillä pitäisi olla parempaa sääntelyä pk-yrityksille ja siksi tarvitaan kunnollista tietoa tästä alasta ja näistä yrittäjistä. PK-yritykset eivät tarvitse lisää sääntelyä, vaan byrokratian purkamista – ja rahoitusta, jolla tuetaan niiden kilpailukykyä ja toimenpiteitä, joilla puolustetaan niitä esimerkiksi polkumyynniltä ympäristö- tai palkkakysymyksissä. Meidän täytyy ottaa huomioon näiden yritysten rakenteet ja meidän pitää toimia johdonmukaisesti yrittäjän suhteen, jotta voidaan se, että yrittäjät pystyvät toimimaan vakaassa ympäristössä – ja pystyvät vastaamaan haasteisiin, jotka estävät niiden kasvua. Eli enemmän tehokkuutta, vähemmän byrokratiaa. Itsekin olen pieni yrittäjä ja nyt tarvitaan vähemmän sanoja ja enemmän tekoja. Kiitos. Kempa ja Kiitos ja sitten edustaja Kempa. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. PK-yritykset ovat Euroopan unionin talouden selkäranka, sitä ei voi korostaa ollenkaan liikaa. Mutta jos katsotaan sisäisiä ja ulkoisia sääntöjä ja kaikkia sääntelyä, koko tätä hallinnollista taakkaa, jota, joka pitää kohdata, jos haluaa taloudellisen toiminta aloittaa, niin nähdään, näkee, miten vaikea tilanne PK-yrityksillä on. Jos voimme luoda taloudelliselle toiminnalle suotuisen ympäristölle pk yritykselle Sehän on yksi EUn tavoitteesta niin pitää kyllä kysyä, miltä tämä näyttää käytännössä. Meillä on liikkuvuuspaketti, joka tappaa kilpailun monien PK-yritysten välillä, esimerkiksi omassa jäsenvaltiossa tällä alalla kuljetuskustannukset kasvavat jäsenvaltioiden välillä, eikä EU-säännöt ole sopeutettu markkinoille on keskitytty tiettyihin jäsenvaltion intresseihin. Sääntelyn purkamisasiantuntijat ja ne, jotka katselevat, tarkastelevat palvelusektoria, ovat sanoneet, että kasvua voitaisiin luoda 1,8 prosenttia, jos voisimme avata sektorin ja purkaa sääntelyä. Tätä pitäisi harkita. Kiitos. Ja seuraavana Delgasti vielä puolitoista minuuttia. Presidente, much- Puhemies, kiitos oikein paljon. Hyvä komission jäsen. Hienoa, että olette täällä paikalla. Keskustelun tässä vaiheessa kaikki jo tietävät, että 99 prosenttia Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä ja että yli 90 miljoonaa työntekijää tekee niissä töitä. Täällä on sanottu paljon ja minä mainitsen vain pari seikkaa, joita ei ole vielä mainittu. Ja nämä ovat todella merkittäviä, vaikuttavia asioita. Jos ajatellaan sitä, voitko pk käyttää hyväksi kaikkia mahdollisuuksia, mitä digitaalinen teknologia tarjoaa. Toisaalta on digitaalinen infrastruktuuri tällä hetkellä ollaan ottamassa käyttöön eh, sähköisen eh, viestinnän mm, säännöstöjä 4G ja Verkot ovat tärkeitä, jotta voidaan todellakin tämä digitaalinen siirtymä toteuttaa. Komission on valvottava sitä, pannaanko tämä kunnolla täytäntöön ja näin on tehtävä. Ja sitten toinen seikka, johon koko ajan juututaan, jotta tietoja voidaan hallita, tarvitaan koulutusta ja asiantuntemusta, tarvitaan EUn toimintasuunnitelma, kunnianhimoinen jossa on selkeät tavoitteet, mitattavat sellaiset ja joiden avulla kukin jäsenvaltio sitten voi päästä eteenpäin, koska lähes kaikkialla on, ollaan jälkeen jääty tästä koulutuksen junasta. Kiitos. Ja teille on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? I think... Okay, you have 30 seconds. 30 sekuntia, olkaa hyvä. I really like your idea of like improving the digital... Pidän tästä ideasta parantaa digitalisaatiokoulutusta pk-yrityksistä. Meillähän on tulossa myös digitalisaatiostrategia. Minun kysymykseni kuuluu, missä näette EUn roolin? Miten EU voi auttaa digitalisaation ajamisessa? Miten voi saada, voidaan saada oikeanlaiset tiedot ja oikeanlaiden tiedon analysointi? Niin, niin, vastaan espanjaksi. On erilaisia aloitteita, jos ajatellaan näitä tietoja komissiolla. Komission jäsenellä on valtavasti kokemusta tästä asiasta ja aikaisessa keskustelussa tästä puhuttiin pitkään. Saamme eurooppalaisen tietostrategian ja pääsemme tätä asiaa käsittelemään. Minä halusin korottaa kahta asiaa. Yksi on sähköisen viestinnän säännöstö, joka on jo valmistelun alla, eli nämä 5G-verkot eh, ja mm, haluan kysyä, miten voidaan varmistaa se, että emme jää jälkeen koulutuksen alalla. Tästä pitää lähteä liikkeelle. EU on lähdettävä, siis komission on ryhdyttävä töihin tässä asiassa pyytäisin puhumaan vain varatun puheajan. Olemme jo 20 minuuttia jäljessä. Eli tästä alkaen ei tule enää sinisen kortin kysymyksiä, jotta emme jää aikataulusta lisää jälkeen, eikä tämä mene puoleen yhden asti. Ja sitten Buchheit, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Okay. Danke, Mr. Bucheit. Anteeksi, edustaja Buchait, se oli minun virheeni. Seuraavan on Leita Marques vuorossa. Yksi minuutti. Kiitoksia. Portugalissa oli kriisi muutama vuosi sitten ja tällä tavalla autettiin yrityksiä. Ja hyvin nopeasti yritys saatettiin perustaa aikaisemmin yrityksen perustamisen 55 päivää. Tämä ei tarkoita, että meidän ei pitäisi suojella työntekijöitä, ympäristöä tai kansalaisia, vaan meidän täytyy hyödyntää teknologiaa ja tekoälyä, jotta löydämme uusia innovaatioita, jotta voimme helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää. Meillä pitäisi olla helpompaa lainsäädäntöä. Se olisi tärkeää pk-yrityksille. Suuryrityksillä on mahdollisuuksia varmistaa, että nehän noudattavat lakia, mutta PK-yritykset eivät voi käyttää samanlaisia rahasummia näihin toimiin. Se voisi heikentää niiden liiketoimintaa. Eli nyt sitten pk-yritykset jäävät jälkeen. Niillä on paljon byrokratiaa ja niiden taloudellinen kasvu ei ole samanlaista, eivätkä ne pysty luomaan työpaikkoja Euroopassa. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Buhait. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Meillä on lisääntynyt lobbaus, nimittäin hyvinvoinnin tuhojen lobbau, lobbarit – ja siellä yritetään tuhota yrityksiä, mutta myös pk yritys Erityisesti vihreät kollegat täällä ovat sitä mieltä, että valtio voisi ratkaista talouspoliittisia ongelmia paremmin kuin kilpailu, mutta näin ei ole. Me tiedämme jo Olemme tiennyt jo vuosia, missä pk-yritysten ongelmat ovat, nimittäin ennen kaikkea verotaakan kohdalla ja byrokratian kohdalla. Vihreän kehityksen ohjelma ja hiilidioksidivero rasittavat pk-yrityksiä tulevina vuosina yhä enemmän. Byrokratia rasittaa pk-yrityksiä enemmän kuin isoja. Esityslistan kohta on, nimet, on siksi aivan vääränlainen. Tämän ei pitäisi kuulua parempi sääntely vaan vähemmän syyntelyä pitäisi nämä pk-yritysten kahleet murtaa, jotta niistä voisi tulla uudelleen taloutemme moottori. Kiitos. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti edustaja Bushade Vilalba. Kiitos puhemies. Niin kuin täällä on sanottu, Espanjassa pk-yritykset ovat 99 prosenttia kaikista yrityksistä, mutta Tästä huolimatta niillä on yhä suuri verotaakka, yhä enemmän byrokratia ja vaikeus saada rahoitusta ja tulee lisäkuluja siitä, että vähimmäispalkkaa on nostanut uusi kommunistis-sosialistinen hallitus, joka tuo paljon lisää kuluja. Me haluamme, että työntekijöillä on kunnon palkat, jotta voidaan saada kunnon asunto ja perustaa perhe, mutta ei PK-yritysten kustannuksella, vaan eh, valtion pitää maksaa eh, nämä sosiaalimaksut. Tarvitaan lisää tuloa yrittäjille on tuskin yllättävää, että 70 yrityksestä ei 10 vuotta edes selviä hengissä. Meidän on oltava nyt rohkeita, poistettava sääntöjä, ei vähitellen, vaan monta kerrallaan tarvitaan vähemmän eh, byrokratisia hankaluuksia, lisää rahoitusta. Eli tässä tarvitaan vain vapautta ja rauhallista etenemistä. Kiitos, Carvalho. Olkaa hyvä. President, as pequenas... E- Puhemies, komission jäsen. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja siksi niitä ei saa rasittaa yllättämällä byrokratialla. On tärkeää, että me yksinkertaistamme näitä asioita niille. Ja komission pitäisi keskittyä nyt tähän säätelyyn, jotta voidaan kehittää pk-yrityksiä. Me tiedämme, että asetus on suunnitteilla, mutta monet asiat ovat tärkeitä yrityksille. Myöskin se, että saatetaan Euroopan sisämarkkinat loppuun. Näin yritykset monista jäsenvaltioista voivat kilpailla yhtäläisin ehdoin. Lisäksi niiden täytyy saada rahoitusta EU-sta ja tämän rahoituksen pitää olla läpinäkyvää ja sääntöjen pitää olla yksinkertaisempia. Meidän pitää pystyä vertailemaan sääntöjä, jotka liittyvät eri rahastoihin, esimerkiksi horisontti 2020. Ja sitten täytyy varmistaa, että avunsaantia pk-yritykselle helpotetaan. Meillä pitää olla paremmat ja avoimemmat markkinat, parempi rahoituksen saanti. Nämä ovat tärkeitä haasteita, joita PK-yrityksellä on ja meidän täytyy kuunnella niitä. Kiitos. Kiitos Danielson ja Anna Kiitos ja sitten edustaja Danielson yksi minuutti. Ordet. Eh, små och medelstora företag är naturligtvis... Kiitos. PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä taloudellemme. Vähemmän byrokratiaa, ja yksinkertaisemmat säännöt ovat tärkeitä pk-yritysten kasvulle, mutta yhden asian pitäisi olla selvä. Tämä ei saa johtaa siihen, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Komission one in and one out periaate on hyvä. On tärkeää, että pk-yritykset saavat vähäisemmän taakan, mutta työntekijöiden oikeuksien pitää pysyä hyvällä tasolla. Ei saa tapahtua mitään sellaista, mikä johtaisi siihen, että työlainsäädäntöä heikennetään. Meidän pitäisi ottaa huomioon myös edellisen komission aloite, jonka mukaan tietyn kokoiset yritykset – ovat vapautettuja tietystä säännöstä. Edustaja Tomasic. Kiitos, puhemies. PK Yritykset ovat EUn talouden selkäranka ja niiden hyvinvointi on todella tärkeää EUn hyvinvoinnille ja jäsenvaltioille, Euroopan yhteiskunnalle, jotta yritykset voivat menestyä. Ne tarvitsevat hyvän toimintaympäristön, kun verotuksen ja edistetään niiden eh, osallistumista mm, julkisiin tarjouskilpailuihin. Tarvitaan elinikäistä oppimista ja pitää voida maksaa myös työntekijöistä. Ei pidä olla sellaista mm, politiikkaa, joka on esimerkiksi vihreä politiikkaa, joka on liian kallista niille. Ja sitten eh, byrokratia ja veron kaltaiset maksut vaikeuttavat pk-yritysten edistymistä ja siksi kunkin uuden lain rinnalle tarvitaan vaikutusarviointi. EU tekee kaiken pekoristen hyväksi, jos poistetaan niiden tieltä tai niitä tuetaan, niin sillä että purataan sääntelyä ja helpotetaan liike-elämää. Kiitos. Ja sitten edustaa Stefanits puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Mielestäni on erittäin tärkeää, kun komissio laatii tätä ohjelmaa, että pidetään PK-yritykset painopistealueena. Me tiedämme, että nämä yritykset ovat tärkeitä talouksissamme ja ovat hyvin haavoittuvaisia. Yksi suurimpia esteitä on byrokratia, kun ajatellaan yritysten kehittämistä, eikä pelkästään kansallisella, vaan myöskin Euroopan tasolla – Monilla pk-yrityksillä on paljon työtä, eikä he, niillä ole aikaa seurata kaikkia uusia kehityssuuntia lainsäädännössä. Siksi arvostan tätä yksi sisään ja yksi ulos periaatetta, mutta tämä ei riitä. Pienyrittäjät tarvitsevat enemmän tukea. Niiden pitää saada käyttöönsä pääomaa, jotta ne pystyvät viemään palveluita ja tavaroitaan EUn ulkopuolelle – ja pitää myöskin taata, että he saavat maksun työstään. Ja yrityksiä pitää auttaa silloin, kun kyse on talouden digitalisoitumisesta, koska niillä ei ole kapasiteettia hoitaa näitä asioita yksin. Ja pitää myöskin olla ohjelmia, jotka auttavat niitä, kuten Erasmus nuorille yrittäjille. Nuoret yrittäjät yleensä pyrkivät kehittämään yrityksiään ja luomaan työpaikkoja muille – ja siitä syystä meidän velvollisuutemme auttaa niitä. Kiitos. Kiitos edustaja Balt. Yksi minuutti. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. PK-yrityksillä on erilaisia haasteita. Meidän on tuettava niitä uudessa strategiassa. PK-yritykset tarvitsevat parempia rahoitus lähteitä ja lähteitä. Yksi komission päätavoitteesta on se, että vaalitaan neutraaliutta. Meidän on tuettava pk-yrityksiä, jotta ne voivat myös tukea innovointia ja vihreää kehitystä ja viherryttämistä EU-ssa. Nykyiset yritystuet eivät riitä monissa maissa työttömyys ei ole enää ongelma. Ongelma on pk-yritysten kehitys ja se, että pk-yrityksissä on usein työpaikkoja, jotka eivät ole pitkäaikaisia. Tällä alalla ei ole tarpeeksi rahoitusta kunnianhimoiselle kehitykselle. Tästä on osoitus se, että monet pk-yritykset eivät selviä hengissä kauankaan. Meidän pitäisi käyttää näiden yritysten potentiaalia paremmin ja tehdä kaikkemme tukeaksemme näitä yrityksiä. Kiitos ja sitten seuraavana Don Arbon. Att stärka småföretagarens villkor. Kiitoksia. On tärkeää vahvistaa pk-yritysten toimintamahdollisuuksia se on yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä. Eurooppa on nyt jälkijunassa maailmanmarkkinoilla, eli meidän pitää olla nyt vahva poliittinen ohjelma, jotta voimme vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Euroopan komissio on luvannut pitää kiinni tästä yksi sisään yksi ulos, eli kun säädetään uusi sääntö, niin yksi vanha sääntö kumotaan. Ja tämä on ihan hyvä periaate, mutta käytännössä näitä sääntöjä on yhä enemmän. Eikä tämä riitä, jos haluamme, että Eurooppa on maailman paras. Minä ja Ruotsin yritysjohtajat haluamme esittää komissiolle kysymyksen, miksi te tyydytte tämänhetkisen tilanteeseen? Meillä pitäisi olla paljon enemmän kunnianhimoa. Minä haluan, että yritykset tietävät, että minä ja kansanpuolue haluamme vähentää sääntelytaakkaa 30 prosentilla – ja yritysten on tiedettävä, että minä ja Ruotsin kokoomus haluaa parantaa yritysten toimintaympäristöä. Kiitos. Kiitos edustaja Jyri. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan talouden selkäranka ja myös pohja talouskasvulle tulee PK-yrityksiltä. Ja kuitenkin on suuria byrokraattisia ongelmia, joiden kanssa ne taistelut, ja siksi on tärkeää, että sisämarkkinoilla tehdään kaikki mahdollinen, jotta ainoastaan järkeviä määräyksiä olisi niille enää ja pitää helpottaa niiden elämää. Tiedämme, että Unilla on suuria kilpailukykyongelmia. 2019 globaali kilpailukykyindeksi teki selväksi, että tällä hetkellä E, Singapore ja Itä-Aasia ovat kaikkein kilpailukykyisimpiä. Näillä yrityksillä ei ole samanlaisia e, vaikeuksia kuin meidän PK-yrityksillemme. Ja sitten meidän pitää myös olla e, digitalisoinnissa ja teknologiassa samalla tasolla kuin edellä olevien maiden. Ja hyvä mm, komission jäsen mm, kävi ilmi, että tässä ollaan samaa mieltä. Nyt halutaan nähdä käytäntöä. On tärkeää, että komissio aina Eh, lainsäädäntöyhdistön osalta tarkastelee sitä, minkälainen vaikutus on PK-yrityksiä. Tästä pitää sitten ilmoittaa parlamentille, sillä PK-yritykset joutuvat aina eh, maksamaan korkeamman hinnan kaikista uusista säännöistä ja siksi on tärkeää, että PK-suodatin eh, otetaan käyttöön. Tällä lailla voidaan varmistaa se, että ne pystyvät taloudellisestikin olemaan toimintakykyisiä. Kiitos. Kirja Weiss ja Kiitos, sitten edustaja Weiss, olkaa hyvä. It's okay. Kære kollegaer, kære kommissær Breton. Tak for... Hyvät kollegat, hyvä komissaari Breton. On hyvä, että käymme tätä keskustelua. Selkärangasta huolehtiminen on tärkeää ihmiselle ja se on tärkeää myös EUlle. Minä olin aikaisemmin sairaanhoitaja ja minulla oli oma yritys 12 vuotta, joten minulla on hieman kokemusta tässä, tällä alalla. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä. Monet pk-yritykset valitettavasti näkevät, että taakka tulee mukaan lainsäädäntö trilogien viimeisimmissä vaiheissa. Tiettyjä ongelmia ei siellä käsitellä. Miten komissio voisi tässä auttaa? Entä mitä komissio tekee auttaakseen vihreiden pk pääsyä maailmanlaajuisille markkinoille kauppasopimusten kautta. Monilla pk-yrityksillä on paljon mahdollisuuksia sisämarkkinoilla, mutta ilmastonmuutoksen haasteiden, haasteiden takia meidän on huolehdittava siitä, että pk-yritykset pääsevät myös EUn ulkopuolella markkinoille. Näin EUn kilpailukykykin hyötyy. Obrigada, Ja seuraavaksi Pereira. Kiitoksia, puhemies. Komissio usein puhuu siitä, että pk ovat syy sääntelyyn ja sääntelyn purkamiseen, eivätkä he oikeastaan mieti pk varsinaisia etuja. Useinhan sääntelyä tapahtuu hyvin paljon kansallisilla markkinoilla ja yritykset eivät aina saa etua ja ne ovat ensimmäisiä, jotka kärsivät silloin, kun talous kääntyy laskuun tai silloin, kun vapautetaan markkinoita tai jos esimerkiksi pankit hallitsevat rahoitusmarkkinoita. On tärkeää, että me autamme pk-yrityksiä koska ne ovat strategisesti tärkeitä Euroopan taloudelle. Meidän täytyy suojella niitä suuria pankkeja ja rahoituslaitoksia vastaan, ja meidän täytyy välttää vapauttamista, jota komissio on harrastanut. Kiitos, olemme päässeet puheluottelun loppuun. Milloin kerrotaan, että olemme 25 minuuttia aikataulusta jäljessä. Ja sitten osio ilman puhujalistaa. Tässä on aika monta puheenvuoropyyntöä. Minä annan kaksi puheenvuoroa kullekin poliittiselle ryhmälle. Господин председател, европейските институции трябва да защитят малкия бизнес от алчността на собствените му правителства. Hyvä puhemies, EU-toimielinten on puolustettava PK-yrityksiä meidän on vähennettävä hallinnollista taakkaa. Siksi minulla olisi seuraava ehdotus. Meidän olisi harkittava yleisen ALV, ALVn ottaa ja siis sitä, että yli Tuhannen euron ALV-summat rekisteröitäisiin automaattisesti koko Euroopan laajuisesti. Bulgariassa tämä raja on 25 000 euroa. Tämä ei ole ollenkaan, eipään, ollenkaan oikeudenmukaista. Lisäksi minulla olisi se ehdotus, että minimiverotusaste voisi olla yksi vaihtoehto. Tämä takaisi reilun kilpailun PK yritysten välillä Euroopan laajuisesti. Kiitos. Edustaja Hansen, yksi minuutti. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, realizácia... Kiitos. Niin kutsutun vihreän sopimuksen toteutuminen tai siirtymä vihreämpään digitalisoituun talouteen tulee olemaan suuri taakka PK-yrityksille, ne ovat talon selkäranka, mutta ne ovat myös hyvin haavoittuvaisia kaikkiin kriisien osalta, mitä jatkossa ehkä tulee. Ja siksi ne tarvitsevat jatkuvuuden eh, lainsäädännön osalta ja tarvitsevat suojaa, selkeät lainsäädäntöpuitteet. On hyvä mm, tämä aloite ne tarvitsevat jatkuvasti sellaista lainsäädäntöympäristöä, jossa ei tule koko ajan uutta. Ja on hyvä, että komissio hyväksyy tämän eh, yksi mukaan ja yksi pois säännön, sillä tämä byrokratia on todellakin suurin taakka pk-yrityksille. Ne kaipaavat myös lisää rahoitusmahdollisuuksia. Kiitos. Kiitos ja edustaja Valis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. En hyväksy sitä, että hyvä sääntely olisi hyväksi pk-yritykselle. Olen ollut yrittäjä koko elämän ja ongelma on järjetön byrokraattia. Mutta kun ajatellaan hyvää sääntelyä, niin sen puutehan voi vahingoittaa pk-yrityksiä. Esimerkiksi ei säännellä pankkeja kunnolla, ja se voi olla valtava ongelma pk-yrityksille. Sieltä annetaan sateenvarjo, kun on aurinko paistaa, sitten otetaan pois, kun alkaa sataa. Hyvin usein ei ole kunnollista sääntelyä valtion tasolla. Ja monet pk-yritykset ovat kaatumassa. Esimerkiksi vuokria ei säännellä kunnolla Irlannissa. En tiedä, mikä tilanne on muualla Euroopassa, mutta hyvän sääntelyn puute on todella vahingollista PK-yrityksille ja on selvää, että jos ei ole kunnollista hallinnollista tukea, niin sekin on ongelmia. Niin- Kiitos oikein paljon. Ja edustaja yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän yrityksemme kärsivät liiallisesta byrokratiasta. Tämä on mainittukin jo monta kertaa. Mainitsin yhden konkreettisen esimerkin eh, rasituksesta PK-yrityksille omalla Bayerin alueella, nimittäin A1 eh, todiste. Se pitää olla mukana, jos lähtee toiseen eurooppalaiseen maahan ja eh, siellä tuottaa palvelua. Siis pitäisi osoittaa olevansa sosiaaliturvajärjestelmän alaisuudessa. Salzburgiin, jos siis lähtee niin pitää olla tämä A1-todistus mukana. Muutoin joutuu maksamaan korkeat sakot. Tämä on aiheuttanut paljon harmia. Hyvä komission jäsen, minä luotan teihin, te tunnette teknologian ja digitaalisuuden. Meidän pitäisi tehdä näille A1-ilmoituksille digitaalinen keskusjärjestelmä. Näin voimme torjua pimeää työvoimaa, verkossa voi tarkistaa, onko olemassa A1-todistus vai ei. Olisi hienoa, jos tällainen, tällainen saataisiin aikaiseksi. Kiitos edustaja Deli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. On hienoa, että puhutaan pk-yrityksistä ne työllistävät enemmän ihmisiä, maksavat yleensä enemmän veroja, ainakin Irlannissa niin tekevät. Ja niiden työskentelyympäristö on todella kielteinen, erityisesti jos verrataan sitä suoraan eh, ulkomaiseen investointiin ja monikansaisiin yrityksiin, miten niitä kohdellaan ja miten maataloussektoria kohdellaan. Irlannissa pk-yritykset joutuvat suurin piirtein maksamaan monikansallisten yritysten eh, verolaskut. Ne joutuvat säästöpolitiikasta maksamaan ja niille Niidenkin pokemista on se, että Irlannin hallitus lähtee sanomaan, että ei pitäisi 13 miljardia kerätä Appleltä eh, veroja. Nämä voitaisiin sitten sijoittaa PK-yrityksiin. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että se mikä yhdellä byrokratiaa on toiselle sääntö. Ja me emme byrokratiaa ollenkaan kannata, mutta kuitenkin sääntely ja hyvä sääntely on tärkeää työllisyyden ja ympäristönsuojelun kannalta ja erityisesti PK-yritykset tarvitsevat tukea. Kiitos ja näin olemme käsitelleet loppuun tämän osion ilman puhujalistan. Valitettavasti en pysty antamaan enempää puheenvuoroa, koska olemme 25 minuuttia myöhässä. Ja komissiosta herra Breton. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia parlamentin jäsenet tästä monipuolisesta keskustelusta. Tämä osoittaa, että ongelmat ovat hyvin samantyyppisiä pk-yrityksissä. Ja kuten juuri todettiin, se on tärkeä osa Euroopan taloutta. Eli mitä tulee maksuviivästyksiin, pk-yritysten mukauttaminen arvoketjuun, rahoitustuki, liiallinen byrokratia – saanti, tietojen saanti, erityisesti kun ajatellaan digitaalisen alan kehittymistä. Teillä kaikilla on samoja huolenaiheita ja yritän nyt vastata nopeasti kaikkiin näihin aiheisiin, jotka ovat osa suunnitelmaa, joka liittyy eurooppalaisen teollisuuspolitiikkaan. Arvoketjut, joihin teollisuuspolitiikka pohjautuu, niin se pitää ottaa osaksi PK-alaa. No ensinnäkin kustannukset. Komission jäsen Sefcovicin kanssa käsittelemme näitä asioita. No suuntaviivoissa on jo selitetty tämä meteorologia. ja haluamme parempaa lainsäädäntöä ja kun yksi sääntö säädetään, niin yksi vanha kumotaan. Mutta meidän pitää nyt arvioida näitä kuluja. Monet näistä kuluista aiheutuvat kansallisesta lainsäädännöstä, me tiedämme sen. Ja sitten meillä nyt ei vielä ole näitä tarkkoja puitteita luotu. Mutta varmaa on se, että toivon, että henkilö, joka vastaa pk on lähellä minua. Hänellä on sitten oma tiimi ja henkilön pitää olla käytössä myöskin paikan päällä tapaamassa ja kuuntelemassa pk-yritysten edustajia mantereella. Ja sitten kun tämä henkilö on valittu, niin jos haluatte, niin voin tulla sitten esittelemään teille tämän uuden tilanteen. No, maksuviivästykset ovat vakava ongelma. Siitä puhuivat jo useammatkin. Olen nähnyt tämän ongelman läheltä ja meidän täytyy katsoa koko arvoketjua ja maksuviivästyksiä ja sitten näitä riippuvuussuhteita – PK-yritysten ja suurten ja muiden tahojen välillä. Eli näihin asioihin pitää kiinnittää paljon huomiota. Niin meidän pitää edetä näissä asioissa. Tämä sovittelumekanismi, jota on ehdotettu, se saattaa toimia. Monet PK-yritykset eivät uskalla mennä oikeuteen, koska he tietävät, että se on liian pitkä prosessi ja liian kallista, ja he saattavat hävitä. Eli tällainen sovittelumalli voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Sitten ylisääntelyn purkaminen. Monet näistä kuluista koituvat kansallisesta lainsäädännöstä silloin, kun ne vievät eurooppalaista lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ainoastaan kolmessa maassa näistä taas asian edetty mutta meidän täytyy edetä paljon nopeammin näissä kysymyksissä. Sitten rahoituksen saanti, se on tärkeää. Myöskin kun ajatellaan digitaalista siirtymää ja vihreän kehityksen sopimusta, josta on puhuttu tänäänkin paljon. Sitten 30 miljardia on varattu 500 pk yritykselle seitsemän vuoden ajaksi. Niistä on Invest EU-ohjelma, josta myönnetään luottoa ja parannetaan rahoituksen saatavuutta. 11,2 miljardia on varattu pk-yrityksille tästä välineestä. Tämä nyt ei ole riittävää, mutta meillä on kuitenkin merkittäviä välineitä, joiden avulla pystymme auttamaan pk-yrityksiä. Sitten tämä PM, pk-yritysten suodatintesti, eli sitä käytetään tietyssä vaiheessa päätöksentekoa, mutta se ei vaikuta siihen, miten toimitaan. Nämä toimet ovat hajautettuja ja tulevaisuudessa tämä suodatin otetaan käyttöön kaikissa prosessin vaiheissa, jotta voidaan tarkastella eri ehdotuksia ja esteitä pk-yrityksille. Tavoitteena on saada mukaan kaikki komission yksiköt ja myöskin tämä uusi pk yrityksestä vastaava henkilö. No sitten puhuttiin julkisista markkinoista. Se on tietysti tärkeä osa taloutta. Eli tätä pitää hyödyntää enemmän ja meidän pitää tosiaan tehdä näissä asioissa enemmän, jotta pk-yritykset pääsisivät paremmin julkisille markkinoille Tämä koskee myös startup-yrityksiä. Eli tarkastelemme tätä alaa läheltä. Ja sitten kun ajatellaan julkista markkinoiden oikeudellisia puitteita, niin täytyy katsoa, mitä voisimme tehdä enemmän ja millä tavalla. No aluksi puhuin aika paljon sisämarkkinoista. Ja PK-yritysten on pystyttävä hyötymään näistä markkinoista. Se on keskeistä. Ja ikävä kyllä, tällä hetkellä on yksi tai kaksi alustaa, jotka eivät ole eurooppalaisia ja jotka ovat ikään kuin portin vartioita sisämarkkinoilla. Ja tähän asiaan meidän pitää kiinnittää huomiota. Eli täytyy varmistaa, että digitaalinen siirtymä mahdollistaa sen, että PK-yritykset pääsevät uusille markkinoille kansallisten rajojen ulkopuolelle. Sitten puhuttiin myöskin siitä, että hallinnon pitää digitalisoitua, erityisesti kun ajatellaan näitä kaavakkeita. Monissa jäsenvaltiossa näitä käytetään jo esimerkiksi verokysymyksissä, eli ehkä tämä onnistuu sitten kansallisella tasolla. No sitten vielä aihe, josta puhuttiin paljon, eli yksi sisään, yksi ulossääntö. Tämä nyt ei ole mikään automatiosääntö. Tietysti katsomme, mitä sääntöjä voidaan kumota. Kyse ei ole sääntelyn purkamisesta, eikä myöskään siitä, että heikennettäisiin työntekijöiden suojelua. Meidän täytyy katsoa, mikä ei ole toiminut nyt elämme maailmassa, joka kehittyy hyvin nopeasti. Digitaalisuus, digitaalisuudesta koituu paineita. Myöskin haluamme vihertää Eurooppaa. Eli sitten täytyy ottaa huomioon geopoliittinen tilanne, voimasuhteet, jotka yhdistävät meitä muihin mantereisiin – sitäkin pitää tarkastella ja meidän pitää uuden aikaistua. Eli tässä nyt se, mitä pystyn tästä tällä hetkellä kertomaan. Eli pian sitten esittelemme teollisuusstrategiamme ja siellä on tietysti monia kohtia, jotka liittyvät PK-yrityksiin. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy tähän ja seuraavana meillä on yhteiskeskustelu unionin luettelu yhteistyötä koskevista hankkeista ja TEN-E-suuntaviivojen tarkistaminen. Meillä on erityisesti tässä suullinen kysymys koskien TEN energiainfrastruktuurin suuntaviivojen tarkistamista – ja meillä on työllisyyksen 111 artiklan mukainen vastalause unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista. Sanoisin, että kun olemme nyt puoli tuntia jäljessä, en ota vastaan sinisen kortin kysymyspyyntöjä tämän keskustelun aikana. Ainoastaan sitten osiossa ilman puhelistaa. Ensinnäkin viisi minuuttia edustaja Busoi. So much. Uh, kiitos paljon, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan laajuisen er-, energiainfrastruktuurin suuntaviivat määrittelevät yhteentoimivuuden muun muassa ja määrittelevät prioriteetit, jotka pitää panna täytäntöön, jotta saavutetaan unionin ilmasto- ja energiatavoitteet. Samalla tunnistetaan yhteisen edun mukaisia hankkeita. TEN E-suuntaviivoilla myös määritellään pääväylät, verkostot ja nämä yhteiset hankkeet. Ensimmäinen yhteisen edun hankkeiden luettelo hyväksyttiin vuonna 2013. Nyt neljäs luettelo on meneillään. Se hyväksyttiin 31.10. 2019 siinä on 151 yhteistä hanketta. Kun hyväksyttiin asetus verkojen Euroopan välineestä vuosille 2001-2007, yhteislainsäätäjät sopivat, että komission pitäisi arvioida tehokkuutta ja poliittista johdonmukaisuutta TEN-E-asetuksessa. Haluaisin muistuttaa, että komission pitäisi tässä uudelleenarvioinnissa ottaa huomioon unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteet, EUn hiilestä irtautumisen sitoumuksen ja energiatehokkuus etusijalla periaatteen. Haluaisin myös korostaa, että TEN-E-asetus otettiin käyttöön ennen Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymistä. Energia on keskeisellä, keskeisellä sijalla hiilineutraalin talouden luomisessa ja siksi Energiajärjestelmien hiilineutraalin ajaminen on tärkeää, jotta unioni, tärkeää, jotta unioni saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa ja voi olla maailmanlaajuinen johtajana. Samalla pitää taata johdonmukainen ja osallistava siirtymä kaikilla aloilla, varmistaa myös toimitus, toimitusvarmuus ja energia, sähköhuolto, meidän pitää myös tukea innovointia, kestävyyttä ja kasvua ja samalla meidän pitää olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti. Unionin pitää saada tehokkaat, kestävät energiainfrastruktuurit, jotka tuottavat toimitusvarmuutta, jossa on erilaisia lähteitä ja erilaisia toimintoja, prioriteettikäytävät ja alueet ja etukelpoisuuskriteerit – niiden pitäisi olla johdonmukaisia EU eh, e muiden poliittisten prioriteettien eh, suhteen. Riittävä infrastruktuuri, energiatehokkuushankkeet ja politiikka, niitä pitäisi käyttää täydentävästi, jotta voidaan saavuttaa eu tavoitteet. Pitäisi perustaa tämän energiaunionin menestykseen nopeuttaa vihreän teknologian käyttöönottoa, käyttöönottoa lisätä yhteentoimivuutta eh, ja myös integroida edelleen energian sisämarkkinan parlamentin päätöslausuma vihreän kehityksen ohjelmasta tammikuussa pyysi jo TNE-suuntaviivan tarkistamista ennen kuin seuraava yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo hyväksytään. TNE-suuntaviivan tarkistaminen tehdään tämän vuoden aikana. Me nyt haluaisimme pyytää selkeää aikataulua, mitä tulee neljänteen BCI-hankkeiden luetteloon. Näen, näistä on kyse hankkeista, jotka, joiden ikä on 40 tai 50 vuotta, samaa infrastruktuuria voitaisiin käyttää tulevaisuudessa biokaasun ja vedyn kuljettamiseen ja siirtymäaikakaudella – kaasuputkia, niin, niin ne ovat tärkeässä roolissa energian toimitusvarmuuden ja energian kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi. Me tarvitsemme, me tarvitsemme johdonmukaisuutta ja kunnianhimoa hiilineutraalien kohdalla. Meillä on 43 hiilialuetta, joita pitää tukea, jotta niilläkin saadaan oikeudenmukainen siirtymä aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Rotusen. La planète se meurt et rapport après rapport les experts. Kiitoksia. Asiantuntijat sanovat, että meidän täytyy luopua fossiilisista polttoaineista, mutta kun ajatellaan näitä sitoumuksia, niin ne ovat ristiriidassa muiden julkilausumien kanssa. Nyt meillä on hanke, jossa kolmas osa liittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Eli nyt tätä asiaa pitäisi tarkastella uudelleen. Tämä on poliittinen ja taloudellinen virhe. Mehän tiedämme jo, että 88 prosenttia näistä fossiilista polttoaineet ovat sellaisia, joita ei tulisi hyödyntää. Ja jos investoidaan fossiilihankkeisiin, jotka ovat hyvin kalliita, niin silloin meidän on vaikeampi investoida sinne, missä investointeja tarvittaisiin. Jokin on nyt vielä, jos EU haluaa sijoittaa 29 miljardia näin fossiilihankkeisiin. Tämä luettelo on poliittinen virhe, koska se on vaarallinen planeetalle ja myöskin ihmisille. Niin kansalaiset, meidän pitää nyt uudistaa tätä tekstiä, jotta Eurooppa ei investoi enää koskaan fossiilisiin polttoaineisiin. Mutta kahden vuoden aikana meidän täytyy saada uusi luettelo hankkeista, jossa mukana ei ole fossiilisia polttoaineita. Meidän ei pidä nyt erehtyä. Sodan jälkeen Eurooppa rakennettiin teräksen ja hiilen ympärille ja keskitymme rauhaan ja kasvuun. Ja nyt katsomme taloutta ja Meidän täytyy luopua fossiilista polttoaineista vaurautemme pitää yhdistää oikeudenmukaisuuteen. Ja teidän olisi pitänyt kääntää selkänne tälle ehdotukselle ja olla se komission jäsen, joka tukee vihreän kehityksen ohjelmaa. Tiedän, että monet kollegat epäilevät tätä luettelua. Meidän pitää nyt toimia oikealla tavalla ja toimia eri tavalla, jotta voimme suojella tulevaisuutta. Eli keskiviikkona meidän pitää valita vihreän kehityksen sopimus ja tulevaisuus ja torjua tämä lista. Kiitos. Ja sitten komissiosta Kari Simpson. Honorable members. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Kaksi kuukautta sitten minä kerroin, mitä mieltä olen TEN-verkoston tulevaisuudesta. Itra valiokunnassa. Tänä iltana voin puhua tästä tärkeästä asiasta täällä täysistunnossa. Vihreän kehityksen vallankumouksessa eh, joka hyväksyttiin tammikuussa, parlamentti mietti minkälaista infrastruktuuria tarvitaan, jotta vihreän kehityksen sopimus toteutuisi. Tämä visio on tärkeä, että siitä voidaan tehdä totta, niin tämä 2013 hyväksytty asetus, joka koskee tulvaa energiajärjestelmää, pitää tehdä, siitä pitää tehdä täysin vihreän kehityksen sopimuksen mukainen, jos halutaan, että tämä on ensimmäinen eh, hiilineutraali mm, alue 2050 mennessä, niin pitää toimia nopeasti. Kuten tiedätte, komission tarkoitus oli tehdä arviointi tänä vuonna. Nyt nyt haluan kiirehtiä tätä ja haluan, että myös 10 vuoden asetusta tarkastetaan uudelleen, että joulukuussa 2020 voidaan tehdä lainsäädäntöehdotus. Tavoitteena on se, että voidaan saada sellainen puitteisto, jonka pohjalta voidaan rahoittaa sitä infrastruktuuria, mitä tarvitaan eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelmaan. Ja niin nyt pitää korostaa koko taloutta ja tehokasta toimintaa 2050. Halutaan, että eh, energialähteet muuttuvat, tarvitaan eh, tuulivoimaa, vety, vedyn käyttää ja hiilen talteenottoa, erilaista varastointia ja uudessa puitteistossa pitää tarkastella innovaatioita. Minä aion sidosryhmiä kuulla laajasti, kun valmistellaan ehdotusta, jota parlamentin varhaisessa vaiheessa mukaan. Minä sitoudun siihen, että mahdollisimman paljon nopeutetaan työtä, mutta ei kuitenkaan liikaa voi kiirehtiä ja siksi joulukuussa pitäisi päätös voida tehdä. Toivottavasti parantia neuvosto tämän ehdotuksen nopeasti käsitellyt, niin kuin muidenkin tärkeiden asioiden osalta on ennen tehty. Mutta on kuitenkin mahdollista, että uusi asetus ei astu voimaan 2021 eh, vuonna vuoteen mennessä ja haluan varmistaa, että viidennen listan hankkeet jo heijastelisivat vihreän kehityksen sopimusta, eli kestävyyskriteeri kaikille eh, ehdokashankkeille. Tätä pitää korostaa kunkin hankkeen osalta, eli hiiliksi ja metaanipäästöt. Ja toiseksi haluan lisää energiaa siirtymähankkeita mukaan. Ja tarvitaan myös älykkäitä CO2-hankkeita teen läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja eri sidosmien kanssa, jotta voidaan edistyä tästä, tässä asiassa. Ja on tärkeää, että parlamentti on mukana tärkeissä vaiheissa. Tämä koskee myös alueellisia ryhmiä. Haluan käydä jatkuvaa poliittista vuoropuhelua ITRE-valiokunnan kanssa. On tärkeää saada lisää innovatiivisia hankkeita, joka mahdollistaa sellaisten kasvin käytännöstä on poistettu ja pitää parantaa myös eh, sähkö- ja kaasuverkostoja. Ja sitten täällä on kysytty, miten eh, aiotaan tarkastella eh, rahoitusta, jos ajatellaan verkkojen Eurooppa-hankkeesta komissio haluaa varmistaa, että vihreän kehityksen sopimus on taustana, kun tarkastellaan eh, näiden hankkeiden rahoitusta. Nyt jo verkon Eurooppa-asetus eh, asettaa etusijalle sähköhankkeet. Hyvät edustajat, olen kertonut TEN-E-verkoston tulevaisuudesta toivon, että eh, seuraava luettelo voidaan nyt eh, hyväksyä. Siinä on tärkeitä hankkeita, lisätään uustoa energian käyttöä ja voidaan uudistaa energiainfrastruktuuria. Sähköhankkeet muodostavat kolme neljännestä, neljännestä listasta. Ja jos ajatellaan eh, tulevaisuutta, niin ajatus olisi, että kolmas luottelu olisi edelleen voimassa, mutta siinä on 3 prosenttia enemmän kaasuhankkeita kuin uudessa listeessä. Ja siksi nämä yhteen liittymät, kuten eh, Pohjanmeren alueella ja CO2-verkostohankkeet, ne eivät olisi verkon Euroopan pohjalta tukikelpoisia. Jos ajatellaan energiapolitiikan tulevaisuutta, niin minä aion läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Lasken teidän panoksenne varaan, jotta e politiikasta tulee kantava voima, kun e, siirrytään neutraalin ilmaston suuntaan. Kiitos. Ja EPPstä edustaja Carvalho, puolitoista minuuttia. Thank you, President Commissioner I call for Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Toivon, että TEN-E-suuntaviivat voidaan pikaisesti tarkistaa, jotta ilmasto- ja energiatavoitteet otetaan niissä huomioon, jotta me voimme todella luoda energiaunionin ja taas tämä hiilineutraaliuden, toimitusvarmuuden, tutkimuksen ja kehityksen, energian kohtuuhintaisuuden ja läpi murron hiilidioksidi vähäisen teknologian käyttöönotossa. Komissio aikoo julkaista yhteistä etua koskevan hankkeiden luettelon. Ilmastokunnianhimoisuus ei kuitenkaan tule otetuksi huomioon tässä luettelossa. Me aiomme esittää vastalauseen tätä luetteloa vastaan, mutta emme saa unohtaa, että jos tämä neljäs luettelo hylätään, niin meidän on palattava kolmanteen. Rova Kadri sanoikin jo, miten, mitkä hankkeet silloin jäisivät ilman rahoitusta. Tarkistaminen on mahdollisuus tarkastella uudelleen tiettyjä PCI-hankkeita. Komission pitäisi ottaa huomioon, miten kiireellistä on ottaa näitä hankkeita käyttöön myös muilla EUn alueilla. Kiitos edustaja Dallia, sedeistä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Nyt puhumme konkreettisista hankkeista, joiden pitäisi noudattaa sitä, mistä puhuttiin täällä muutama viikko sitten, eli vihreän kehityksen ohjelma. Jotta voidaan siirtyä kohti hiilineutraalisuutta, meidän täytyy varmistaa, että investoimme oikeisiin infrastruktuureihin tällä hetkellä. Ja se onnistuu, jos ymmärrämme, että eri osat EUsta elävät erilaista todellisuutta, mutta samalla pitää myöskin muistaa, että investointeja täytyy tehdä puhtaaseen energiaan, eikä meidän pidä vahvistaa maiden riippuvuutta fossiilisesta polttoaineesta. On edelleen mukana fossiilihankkeita, esimerkiksi öljyntoimitushankkeita – Ymmärrän, että tällaisia yhteenliittymiä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa energiansaanti ja solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä. Nehän vielä ovat etäällä toisistaan tällä hetkellä, mutta tässä avataan ovi investoineille uusiin fossiiliinfrastruktuureihin ja putkiin. Ja sen jälkeen, kun tämä neljäs luettelo laadittiin, niin tilanteet ovat muuttuneet. EU kokonaisuudessaan on tästä ei ole otettu huomioon sitä, että EU on kokonaisuus. Ja sitten tämä kolmas luettelo, se ei ole sitä, mitä tarvitsemme. Meidän pitää investoida hankkeisiin, jotka auttavat meitä etenemään oikeaan suuntaan. Ja näistä syistä Euroopan komission pitää tehdä kestävyystutkimukset, jotta voidaan varmistaa, että raha investoidaan hankkeisiin, jotka voivat tehdä EUsta hiilineutraalin vuoteen 2050 mennessä. Ainoastaan tällä tavalla voidaan varmistaa, että meillä on hankkeita, jotka noudattavat sitä, mitä haluamme saada aikaan eurooppalaisella vihreän kehityksen sopimuksella. Kiitos. Kiitos. Ja sitten New Europeista Petersen kaksi minuuttia. se Kiitos puhemies. Minä aion puhua tanskaa. Haluaisin sanoa, että on hienoa nähdä, että täällä komission jäsen sen jälkeen, kun hän kävi minun kotimaassani viime viikolla, toivottavasti hän pystyy siellä näkemään vihreää siirtymää, esimerkiksi kun on siirretty tuulivoimaan Tanskassa. Totta kai me tarvitsemme rajat ylittäviä sijoituksia. Rajat ylittävien sijoitusten pitäisi olla tälläkin keskipisteessä, kun katsomme PCI-hankkeita. Vain näin voimme luoda todelliset energian sisämarkkinat. Vain näin voimme todella yhdistää kaikki markkinat. Siirrymme vihreään energiaan, pitää tehdä nyt. Meidän on siis keskityttävä siihen, mihin nyt pitäisi sijoittaa. Siksi me käymme nyt keskustelua, nyt tätä tärkeää keskustelua siitä, tästä PCI-hankkeiden luettelosta ja mitä tehdä tärkeää, oikeat investoinnit, vihreät investoinnit, ei mustia investointeja, eikä pitäisi lukki, lukittaa varoja vääriin hankkeisiin. Meidän pitäisi voida taata, että investoinnit noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Komission pitäisi tarkastella hankkeita taatakseen, että ne vastaavat tavoitteet. Oli hienoa kuulla, että komission jäsen sanoi, että hän alkoi nopeuttaa tätä TEN-suuntaviivojen tarkistamista. Se on todellakin kiireellistä. On investoitava vierryttämiseen eikä mustumiseen. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, että tämä neljäs versio on parempi kuin kolmas, mutta tarkistaminen on tarpeen. Kiitos. Ja sitten Buhait IDstä. Kiitoksia. Me edustamme kansalaisia, eli meidän ei pidä edistää vihreän kehityksen sopimusta. Ensinnäkin edullista ja turvallista energiaa tarvitaan. Meidän täytyy varmistaa energian toimitus ja kyse on energiamuotojen monipuolistamisesta. Jos olemme riippuvaisia muutamasta toimesta niistä pitäisi välttää. Nord Stream 2 voi vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja tietysti meillä pitää olla LNG-terminaaleja ja meidän pitää yhdistää tämä muihin kaasuhankkeisiin. No sitten vihreille tässä on liikaa kaasuhankkeita ja sitten on kuitenkin varttu, että hiilivoimaloita suljetaan ja esimerkiksi Saksassa ollaan luopumassa ydinvoimasta. Eli haluatteko jättää kuluttajat ihan luonnonvaraan? Ja sitten vaaditaan kustannusten laskemista sähköntuotannossa. Ei voi olla niin, että yritykset näiden hankkeiden kautta sitten toimivat niin, että veromaksajat saavat kärsiä näistä laiminlyönneistä. Kaasukysymykset ovat arkaluontoinen kysymys, mutta tärkeä osa infrastruktuuria, emmekä saa sallia sitä, että se ajetaan alas. On esimerkiksi Kiina ja muita, jotka toimivat tällä alalla. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vihreistä edustaja Eichhout. Yksi minuutti. Thank you, Commissioner. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. On sanottava, että kun luin komission vihreän kehityksen ohjelman, niin se tuntui lupaavalta. Siinä puhuttiin siitä, että Eurooppa lähtisi uuden talouden tielle ja että poistut poistettaisiin käytöstä huonot tukiaiset. Kuitenkin nyt ajatte yhteistä koskien hankkeiden neljättä luetteloa, ja se on kuitenkin fossiilisten polttoaineiden tukemista. Mutta vihreässä vihreän keskuksen ohjelmassa on luvattu, että lähdetään uudelle tielle. Ja te sanoitte nyt jo puheenvuorossanne, että viides luettelo on sitten parempi, mutta nyt pitää hyväksyä tämä neljäs luettelo. Minä luulin, että kyllä uusi komissio olisi ihan uudella tavalla kunnianhimoinen. Ja kun tässä nyt sanotaan, että no tämä ei ole niin kauhean hyvä, mutta hyväksytään sama. Ovatko nämä samat ihmiset, kuin, jotka muutama kuukausi sitten sanoivat, että on nyt ilmaston kannalta hätätilanne, pitää ryhtyä toimiin. Ja nyt kuitenkin lähdetään taas fossiilisia polttoainehankkeita maita tukemaan ja näin meistä tulee eh, yhä riippuvaisempia kaasusta eikä päästä tämän eh, ilmaston kannalta neutraaliin eh, talouteen, joka on niin tärkeää. Te pystytte tekemään nyt muutoksen. Tuo oli vanhan komission tyyli. Uusi komissio voi tehdä paremmin. Kiitos. Ja ECRstä edustaja Roos, yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopan laajuiset verkot tähtäävät siihen, että energiatoimituksen varmuus jatkuu ja jotta voimme välttää energiapuutetta. Ja me tarvitsemme tähän kunnollisia infrastruktuureita. Ehdotuksessa puhutaan kaasuputkista, mutta kollegat eivät halua tällaisia infrastruktuureita, mutta kuinka naivia se on? He eivät myöskään halua ydinvoimaa. Eli tässä halutaan ainoastaan tuulivoimaa mutta se ei riitä. Eli kollegoiden täytyy sanoa, että kaasuvoima on paras vaihtoehto. Meidän täytyy tehdä näitä investoida, jotta on kohtuuhintaista energiaa. Se on tärkeää talouden kannalta. Ja näillä kaasuverkoilla on ratkaistu ongelmia myöskin Alankomaissa ja kahdeksassa miljoonassa kotitaloudessa on kaasuyhteydet. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten kuesta edustaa Rego, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu olisi ollut mahdotonta kuvitella joku aika sitten. Ja tämä osittain on nyt mahdollista siksi, että nuoret kadulla taistelevat ilmastonmuutosasiassa ja siksi meidänkin ryhmämme on nyt voinut huomioida sen ajatuksen, että meidän pitäisi vastustaa yhteistyötä koskevia hankkeita. Ne eivät ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta perusteltua, jos ajatellaan esimerkiksi Piskajan lahden eh, yhteenliittämistä. Se on taloudellisesti todella kallis, mutta se edustaa ainoastaan oligopolilobbaajien eh, intressejä, eikä se mitenkään edesauta meidän energiaongelmamme ratkaisua. Siksi olisi niin tärkeää, että me toimisimme niin kuin nuoret siellä kaduilla ja varmistaisimme sen, että julkisella rahalla rahoitetaan sellaisia hankkeita, joilla voidaan kestävästi kehittää meidän alueitamme. Kiitos. Kiitos ja tähän loppuu sitten poliittisen ryhmien edustajat seuraavana. Kiitos. Minä olen yksi 17 jäsenestä, jotka tukivat tätä vastalausetta Itre-valiokunnassa. itre valiokunnassa minä haluaisin vaatia myös muita nyt äänestämään tätä luettelua vastaan. Olen kuullut hienoja lupauksia vihreästä mm, tulevaisuudesta. Nyt olisi mielenkiintoista nähdä tämän vastalauseen seuraukset. Meidän pitää olla selväsanaisia. Jos hyväksymme tämän neljännen luettelon, me tukisimme fossiilisia polttoaineita ja antaisimme miljardeja euroja investointeja teknologiaan, josta tulee vanhanaikaista pian. Ja lisäksi me tekisimme päinvastoin kuin mitä nuoret kadulla haluavat, jotka unelmoivat paremmasta vihreästä tulevaisuudesta. Emme voi vastata toimimattomuudella ja kunnianhimottomuudella. Meidän on vastustettava tätä yhteisen edun koskevan hankkeen luetteloa se on todellakin nuorten sukupolvien pettämistä, jos niin teemme. Kiitos, edustaja Piper, puolitoista minuuttia. Mikro. Mikrofoni. President, we alle wollen die Energie... Kiitoksia. Me haluamme energiaa siirtymään mahdollisimman nopeasti. Ja meillä on sitten näitä ehdotuksia, jotka liittyvät rajat ylittäviin infrastruktuureihin. Ja tämä näyttää hienolta. Tämä vaikuttaa siihen, että voidaan luoda kunnolliset eurooppalaiset sisämarkkinat, jossa tarvitaan uusiutuvia energialähteitä. Mutta tässä, tässä tarvitaan myöskin investointeja kaasuverkkoihin ja kaasun tallentamiseen. Tätä tarvitaan erityisesti Itä-Euroopassa. 80 prosenttia hiiltä äh, Puolassa. Meidän täytyy varmistaa tämä siirtymä joustavalla tavalla. Ja hyvät vihreät, Miten tätä voisi vastustaa? Vihreät sanovat, että me emme investoi fossiilisiin energialähteisiin emmekä kaasuun. Me torjumme tämän listan. No tämä nyt on silkkaa populismia, jotta saa hienoja otsikoita Gretan vanavedessä. Tehän tiedätte, että energiasiirtymä toimii ainoastaan tämän listan kanssa. Meillä pitää olla uusia kaasuinfrastruktuureita, mutta te tiedätte yhtä hyvin, että tämä lista saa enemmistön Euroopan parlamentissa. Te haluatte, että muut likaavat kätensä. No, sen me kyllä meille teemme, koska me suhtaudumme kestävyyteen vakavasti. Kirja Toija ja Kiitos ja edustaja Toija puolesta. Kiitoksia. Tässä listassa on myöskin kriittisiä kohtia ja tietysti meidän täytyy vähän tarkastella näitä tarkemmin. No, minun mielestäni ja oman ryhmäni kanta on se, että tällä hetkellä tässä listassa on tietynlaista tasapainoa ja siinä on otettu huomioon myöskin siirtymävaiheen energia. Tämä nyt on suuntaa antava. Kaikki hankkeet eivät tässä ole mukana. Eli jos prioriteetteja muutetaan, niin sitten voidaan toimia tämän listan sisällä. Eli oikeudellisesti meidän, jos joku torjuu tämän luettelon, niin sitten mennään kolman, kolmoslistaan, joka on huonompi ja joka on ympäristötavoitteiden vastainen. Eli meidän täytyy tässä tehdä työtä, koska seuraavassa listassa mukana on komission jäsen myöskin parlamentti. Ja sitten päätöslauselma, joka esitellään maaliskuussa, niin meillä on nyt hiukan aikaa, jotta voisimme ottaa mukaan kaikki elementit, jotka eivät pelkästään muuta ja hiukan uudista näitä painopistealueita ja tärkeimpiä hankkeita, vaan myöskin täytyy päättää, miten teemme työtä, jotta noudattaisimme tiukkoja ympäristötavoitteita, joista on puhuttu siirtymäkauden varalle. Mutta me katsomme, että nyt olisi väärin torju, torjua tämä neljäs lista. Kiitos. Ja sitten edustaja Kryller, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän on saatava aikaiseksi rajat ylittävä energiaverkosto, että voidaan varmistaa, että kansalaisilla on kestävä ja mm, turvallinen varma energiatarjonta. Jos me nyt hyväksymme tästä listasta, siinä on 53 kaasuhanketta verrattuna 33, jotka on seuraavassa listassa. Tämä ei ole täydellinen, mutta se kuitenkin menee oikeaan suuntaan. 96 prosenttia uusista hankkeista on hyviä hankkeita ympäristön kannalta ja niitä ei saa nyt tehdä mahdottomiksi. Ei saa ajatella niin kuin populisti sanotaan, että infrastruktuurissa on ainoastaan fossiilisia polttoaineita, joita siirretään, vaan biometaani ja vihreä kaasu ja muita tullaan, näitä tullaan kaikkia siirtämään jatkossa. Niitä kaikkia tarvitsemme. Meidän pitää parantaa kriteereitä ja yhteistyötä komission kanssa, parlamentin kanssa, jotta voidaan viides lista jo saada aikaiseksi. Paulus. Kiitos ja sitten edustaja Paulus. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsenelle, että tulitte paikalle. Jatkan itse asiassa saksaksi. Tämä on tiedoksi tulkeille. Haluaisin sanoa jotakin kiireistä. Nyt on sanottu, että kolmas PCI-luettelo on paljon huonompi kuin neljäs. No se on totta, mutta pääpointti on se, että suuret kaasuhankkeet, jotka olivat kolmannes luettelo, ovat joko valmiita tai sitten on keskeytetty aikoja sitten. Jos palaamme takaisin kolmanteen luettelun, niin se ei ole itse asiassa niin huono asia tästä näkökulmasta. Ja lisäksi haluaisin yhden asian oikaista. Ilmeisesti kukaan ei ole tätä, tätä energia neuvonantavan viraston tutkimusta, jotta vetyä ja vihreää kaasua voidaan kuljettaa. Sitä varten emme tarvitse uutta infrastruktuuria, 29 miljardia euroa ovat näitä niin sanottuja stranded assets ja ne on lukittu väärin investointiin. Ne pitäisi sen sijaan investoida todellisiin vihreisiin hankkeisiin. Kirja Glock ja Enna Lepton Kiitos eh, Pani przewodniczący, pani komisarz. Próba... Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Me tarkastelemme nyt tätä neljättä luetteloa ja tässä nyt on ihmeellistä sokeutta. On ollut kuulemisia eri sidosryhmien kanssa, edustajien kanssa, kuluttajajärjestöjen kanssa, ympäristöjärjestöjen kanssa ja komissio hyväksyi tämän ja sitten on päätösasema, joka ei mene läpi. Mutta meillä on ajatus ajatushautomuita, jotka ovat miettineet tätä ja hiilen tuotanto Euroopassa viime vuonna supistui 24 prosenttia Euroopassa. Ja uusiutuvia energiamuotoja käytetään nyt yhä enemmän. Ne vastaavat jo yli puolesta käytetystä energiasta. Ja me tiedämme, että on kunnianhimoisia suunnitelmia. Emme voi keskittyä pelkästään kaasuun, mutta Keski-Itä-Euroopan maissa tämä logiikka ymmärretään. Me emme voi muuttaa asioita yhdessä yössä. Ja meidän täytyy edelleen käyttää hiiltä, pidimmepä siitä tai emme. Kiitos valitettavasti meillä loppuaika kesken. Edustaja Botenga, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Meidän pitäisi muuttaa kiireesti sääntöjä. Te esitätte nyt tällaista luetteloa, jossa on muutama kymmen fossiilisipolttoaineiden hanke. Nämä ovat sellaisia hankkeita, jotka tappavat tämän myrkkyä ympäristölle, jopa meidän Eh, ilmallemme ja haluat että meidän rahamme, veromaksen rahat laitetaan myrkkyyn sen sijaan, että otettaisiin nämä rahat ja laitettaisiin ne eh, uusiutuviin puhtaisiin energialähteisiin. En ymmärrä tätä. Ja toinenkin seikka häiritsee viime, viikko, viime viikkona puhunut kollegan kanssa komissiosta ja minä esitin kysymyksen ja sain sellaisen vastauksen, että ei pidä kovinkaan paljon nyt vakavasti suhtautua siihen, mitä hän sanoi. Ja sitten hän sanoi, että te ette verottaa lisää. Minusta tätä ei voida hyväksyä. Eli nyt ihmisille myydään myrkkyä ja sitten vielä verotetaan. Pitää kyllä muuttaa niitä sääntöjä. Kiitos. Ja sitten edustaja Sintsit, yksi minuutti. Hvala Ovdje govorimo o strateškim projektima. Kiitos. Me puhumme strategisista hankkeista tässä, mutta meidän on puhuttava siitä, miten ne vaikuttavat kansalaisiin ja kotitalouksiin. Minä aion puhua hankkeesta, joka ei vastaa tämän luettelon kriteerejä eikä EU-ta oikeusvaltioaluna. Omi Shalom Kirkin saari. Se on taloudellisesti vääränlainen hanke, joka on maan taloudellisia intressejä vastaan ja myös kansalaisten intressejä vastaan. Se ei myöskään vastaa Arkosin yleissopimusta, jonka mukaan ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä päätöksiä. En tiedä, miten tämä hanke päätyi luetteloon, kahden maan pitäisi puoltaa tätä. Kroatian lisäksi kukaan ei puoltanut hanketta. Tässä on kyse 2,5 miljardista kaasukuutiosta, joita kukaan sitten voi käyttää. Jos tappioita tulee tulevaisuudessa, puhuja keskeytettiin. Kiitos Bert, sen puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on nyt vaikea tehtävä ja pääsemme tavoitteisiin ainoastaan, jos teemme järkeviä valintoja vaihe vaiheelta. Ja nyt on järkevää investoida kestäviin ja kohtuuhintaisiin ratkaisuihin, eikä meidän pidä hylätä teknologiaa vain siksi, että se ei sovi johonkin ideologiaan. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, se on yksi asia ja haluaisin nähdä, että tällaisiin hankkeisiin investoidaan enemmän. Meidän täytyy myöskin tehdä investointeja tiettyihin osiin Eurooppaa, jotta voidaan siirtyä pois hiilestä ja kaasusta. Ja meidän täytyy varmistaa, että tämä siirtymä on kohtuuhintainen näissä osissa Eurooppaa. Ja on järkevää investoida eurooppalaisiin infrastruktuureihin. Tämä on aihe, jossa Euroopan pitää toimia eikä ainoastaan jäsenvaltioiden. Jäsenvaltiot itsekin tietysti voivat vaikuttaa siihen, miten energiaa tuotetaan, mutta todellisuudessa me voimme varmistaa sen, että energiaa voidaan varastoida ja parannetaan energiaturvallisuutta ja tehokkuutta ja joustavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Mutta ei pidä unohtaa, että Euroopan unioni ei pysty tekemään tätä yksin. Kun ajatellaan ilmastonmuutosta, meidän täytyy saada koko muu maailma tähän mukaan. Ja yksi asia, jolla, jonka voimme tehdä Euroopassa, on se, että meillä on hyvä ja kohtuuhintainen siirtymävaihe Euroopassa ja teemme järkeviä valintoja. Kiitos. Kiitos. Edustaja Haisil, yksi minuutti. Chápem obavy kolegov, ktorí hovoria, že nie je dobre, ak budeme znova investovať do projektov, ktoré... Hyvä. Palivaa. Ei ole hyvä, jos investoidaan fossiilisiin polttoaineisiin, mutta toisaalta on sanottava, että tämä neljäs luettelo on kyllä edistystä verrattuna kolmanteen luetteloon siinä oli yli 40 prosenttia kaasuhankkeita. Tämä oli todellakin yli 40 prosenttia ja tämä neljäs luettelo sisältää niitä vähemmän. Ja siinä on paljon enemmän sähköverkon yhdistämistä ja sähköverkkojen älyllisiä versioita. Tiedän, että neljäs luettelo ei ole vielä erinomainen, mutta se on kuitenkin hyvä tapa mennä niiden tavoitteiden suuntaan, jotka on asetettu vihreän kehityksen ohjelmassa. Mutta jos hyväksymme neljännen luettelon, niin sitten meidän pitää kyllä eh, vaatia, että komissio todellakin päivittää sitten e-verkostoasia, sillä tämä hankevalinta on tähän sisällytetty ja toivoisin, että viidenten luettelon otettaisiin mukaan myös ne hankkeet, jotka käsittelevät uudistuvia energianlähteitä ja energiayhteenliittämistä ja älykkäitä verkostoja. Tämä on ainoa tapa edetä, jos halutaan todellakin päästä siihen, mitä on sanottu vihreän ohjelmassa. Kiitos ja edustaja Hoisik, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Olisin iloinen, jos meillä olisi aika odottaa, kunnes viides luettelo tulee ja se on sitten vihreämpi ja parempi, mutta meidän pitäisi kuunnella tiedettä. Aina sanotaan, että pitää kuunnella tutkijoita. No, jos että niitä, heitä kuunneltaisiin, me ymmärtäisimme, että meillä ei ole aikaa odottaa tätä viidennettä luetteloa. Meidän pitää käyttää jokainen euro, joka meillä on tätä siirtymää varten. Me em, meillä ei ole varaa näihin vääriin investointeihin, e, joita on neljännessä luettelossa. Eikä tietenkään tilanne ole mustavalkoinen. Me tiedämme, että kolmanten luettelon verrattuna hyvien hankkeiden määrän lisääntynyt, mutta minun mielestäni meidän pitäisi hylätä tämä lista ja teidän komissiona pitää sitten heti ehdottaa uutta luetteloa, joka on tarkistettu ilmastojen ja ympäristötavoitteiden valossa. Näin vo, tämän voitte tehdä kansalaisten ja ilmaston puolesta. Kiitos Rope Jänäl. Kiitos ja sitten edustaja Rope yksi minuutti. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. On ikävää, että Euroopan parlamentti voi vain hyväksyä tai hylätä tämän hankeluettelon ilman, että otettaisiin esiin yksittäisiä hankkeita. Kollegat puhuivat näistä suurista kaasuinvestoinneista ja tällä hetkellä voin tukea listaa, koska siellä on mukana tärkeitä eurooppalaisia sähköverkostoja, jotka tulevaisuudessa auttavat meitä kehittämään tuulivoimaa Itämerellä. Ja sitten tämä viides luettelo. Haluaisin, että tässä olisi mukana suuntaviivoja liittyen transatlanttisiin energiainfrastruktuureihin, jotta muutokset voidaan toteuttaa niin, että Euroopan parlamentti olisi mukana valitsemassa näitä hankkeita. Kiitos edustaja Bompar, yksi minuutti. Madame. Hyvä puhemies. Haluaisin kertoa teille tarinan. Euroopan komissio lähti nuorten vaatimuksesta tekemään eh, ympäristöstä tärkeän. Komissio puki päälle vihreät vaatteet ja antoi ohjelmalle nimen Vihreän kehityksen ohjelma jotta kävi silmettyvät tosissaan. Mutta sitten kun tosiaan piti jotain tehdä, vähentää päästöjä. No ei pidä edetä liian nopeasti uudista YMPtä. No nyt on liian myöhäistä, koska hanke on, siitä on jo päätetty ja fossiilisten polttoaineiden rahoittamisen lopettaminen, no ehkä kuitenkin joskus myöhemmissä vaiheessa. Ja nyt edotetaan uusien kasvuhankkeiden tukemista, vaikka oli tutkimuksiin osoitettu, että oli vähennettävä kaasun käyttöä, jotta 2050 päästäisiin hiilineutraaliuteen, mutta kuitenkaan kaasulompaa ei pidä häiritä. Ja nyt kun lähdetään tälle tielle, niin pitää äänestää koherentisti niin, että lopetetaan tämä eri asioiden sanominen ja tekeminen. Kiitos ja puolitoista minuuttia Nibler. Kiitos puhemies. Hyvää komission sen hyvät kollegat. Vihreän kehityksen ohjelma voi toimia vain, jos meillä on vakaat ja kohtuuhintaiset energianlähteet. Tätä varten tarvitsemme energiainfrastruktuuria. Energiainfrastruktuuriin kuuluvat välttämättä ne hankkeet, jotka ovat PCI-hankkeiden luettelossa. Siksi minä tuen teitä, hyvä komission jäsen, ja teidän ehdotustanne, jonka olette esittäneet. On täysin oikein, että tuemme edelleen myös kaasuhankkeita. Kaasu on siirtymävaiheen teknologia, jo, jo, jota emme voi jättää heti pois käytöstä. Kollega Pipa mainitsikin tämän maa, jo, Puola, siellä tarvitaan kaasua siirtymävaiheen teknologinen ja siksi mielestäni tämä lähestymistapa on vastuullinen ja tuen teitä siinä, että äh, tuemme myös tätä teknologiaa, vety ja muut teknologian, niitäkin varten voidaan käyttää näitä kaasupettyjä kaasuputkia, eikä kaikki ole vielä rakennettu. Jos katson esimerkiksi Bayernin aluetta, äh, tästä äh, Southlink-yhteydestä ei ole vielä kilometriäkään rakennettu. Komission jäsen, toivon, että saamme teidän ehdotuksellenne vakaan enemmistön huomenna. Toivoisin, että kollegat kollegat olivat tässä järkeviä. Jos halutaan vihreän kehityksen ohjelmaa, että me tarvitsemme siirtymäajan ja siinä tarvitaan myös kaasuinfrastruktuuria. Kiitoksia. Sitten Hahim yksi minuutti. Thank you, Chairman. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsen, hyvät kollegat. Ikävä kyllä voimme vain hyväksyä tai hylätä tämän luettelon kokonaisuudessaan – me emme voi ottaa kantaa yksittäisiin hankkeisiin ja minulla on monta vastalausetta. Ensinnäkin, mitään ympäristövaikutusta ei ole tehty. Miten tämä luettelo vaikuttaa vihreän kehityksen sopimukseen ja parlamentin tavoitteisiin? Tämä luettelo lukitsee meidät yhteen fossiilisten energialähteiden kanssa kymmeneksi vuodeksi. Ja sitten kun puhutaan veronmaksajien varoista, niin tässä listassa on yli 20 brittihanketta ja niistä kuusi ei liity millään tavalla Euroopan unioniin. Pitäisikö meidän veronmaksajien varoilla maksaa Britannian ja Norjan välisiä hankkeita? Mehän tiedämme, että monet alueet Euroopassa tarvitsevat oman siirtymänsä näitä varoja. Meidän täytyy äänestää tätä luettelua vastaan. Me tarvitsemme listan, joka on Euroopan etujen mukainen ja joka tähtää kestävään Eurooppaan. Eli kollegat, äänestäkää minun tavoin tämän vastalauseen puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi Niinistö yksi minuutti. Mr. President. Hyvä puhemies, kolme kuukautta sitten tässä parlamentissa tässä salissa. Me puhuimme ilmastohätätilasta kuukausi sen jälkeen komissio antoi vastauksensa vihreän kehityksen ohjelmaan. Sen piti olla kunnianhimoinen ilmastojohtajuutta Euroopassa. Ja nyt me katsomme luettelua, joka jatkaisi investointeja fossiilisiin kaasuhankkeisiin. Jos olemme rehellisiä, Tämä on oikeastaan itsepetosta. Tämä ei ole sitä ilmastojohtajuutta, joita me, eh, meidän nuoremme ja ilmastoliike odottavat. Komission pitää siksi harkita uudelleen. Ei jatketa nyt vanhaa politiikkaa, vaan investoidaan tulevaisuuteen Unionin ympäristöraportti pyysi unionia olemaan investoimatta fossiilisiin energialähteisiin mukaan lukien uusiin kaasuputkiin. Me muuten sidomme varoja vuosikymmeniksi hankkeisiin, jotka eivät ole tulevaisuuden kestäviä. Meidän pitää hylätä tämä luettelo. Nyt pitää toimia eikä pelkästään puhua. Kiitos sitten edustaja Valas. Kiitoksia. Tämä äänestys on ratkaiseva Euroopan parlamentille kun ajatellaan näitä hankkeita, niin siellä on 55 fossiilisten polttoaineiden hanketta. Ja äskeisessä kaasuraportissa todettiin, mikä on kaasuinfrastruktuurin rooli ja miten se vaikuttaa energiaturvallisuuteen EU:ssa. Ja uudet kaasuhankkeet tässä listassa eivät ole raportin mukaan tarpeen. Eli 39 miljardia turhia investointeja kaasuinfrastruktuureihin – kaasu ei ole mikään siirtymäpolttoaine ja sen kasvihuonepäästöt ovat pahemmat kuin hiilen. Ja tämä prosessi on juridisesti vaarallinen ja se varmaan viedään oikeuteen monissa jäsenvaltioissa, koska tässä on toimittu vastuuttomasti eikä ole otettu huomioon ilmastovaikutuksia. Jos me tuemme tätä, niin se tarkoittaa ainoastaan sitä, että me välitä Pariisin sopimuksesta ja että vihreän kehityksen sopimus on pelkkää hölynpölyä. Kiitos. Ja edustaja Weiss, puolitoista minuuttia. Ikä, komissaari Katri Simpson. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, Rova Simpson. Nyt vihreistä asioista on tullut taisto ei kyseessä ole ilmastoasioiden edistäminen, vaan poliittinen, poliittinen profiili, jota haluatte luoda. Eli tämä on vihreä populismia, kun neljästä luettelosta puhutaan. Ei tämä ennakoi hyvää siirtymän osalta. Neljännessä listassa on tämä Pohjanmeren merituulivoima, jossa on suuri pitkä lista eri maita mukana. Tämä hanke voisi kattaa 20 prosenttia EUn energian tarpeesta. Jos emme hyväksy neljättä luetteloa, niin tätä siirretään, eikä tiedetä milloin se toteutuu. Ne, jotka vastustavat neljättä luetteloa, eivät pidä kaasuhankkeista, jotka ovat luettelossa, vaikka kaasu on ja tulee olemaan tärkeä polttoaine, kun mennään fossiilivapaaseen suuntaan. Näitä hankkeita on nyt enää 32, aikaisemmin oli 53. Pitää olla pragmaattisia, ei saa lähteä populistisiin yön yli tapahtuin ratkaisuun. Neljäs luettelo on tärkeä askel parempaan kestävämpään suuntaan ja vihreisiin työpaikkoihin. Kiitos ja puolitoista minuuttia edustaja González Casares. Komissaria. Komission jäsen. Tätä keskustelua ei tarvitse käydä, jos seuraavan listan osalta kuullaan myöskin parlamenttia. On maita, jotka eivät täytä velvoitteitaan ja ne läksyttävät nyt maita, jotka ovat toimineet sääntöjen mukaan ja kertovat, miten pitää tulevaisuudessa toimia. Ei tässä nyt voida sanoa, että hiilestä luopuminen olisi helppoa eikä kaasua saa käyttää. Meidän pitää suunnitella tulevaisuutta ja yli 60 prosenttia energiakulutuksesta on fossiilista energiaa ja tätä täytyy muuttaa seuraavassa sukupolvessa. Ja se pitää tehdä oikean mukaisella tavalla ja välttää turhautuneisuutta. Meidän täytyy lisätä sähkön tuotantoa, älyverkkojen luomista eri alojen yhdistämistä ja myöskin tarvitaan aurinko- ja tuulivoimaa meidän täytyy, jos me torjumme neljännen listan ja palaamme kolmanteen, niin sanoisin, että ei. Me emme tällä tavalla saisi lisää älyverkkoja, vaan vähemmän, eikä saataisi vähemmän kaasua, vaan lisää. Eli meidän ei pidä valehdella kansalaisille. Meidän täytyy noudattaa EUn ilmastotavoitteita ja taata jäsenvaltioiden energiaturvallisuus ja tietysti myöskin pyrkiä hiilineutraalisuuteen kunnianhimoisesti. Hiilen poistaminen taloudesta on prosessi, joka kuuluu meille kaikille. Kiitos. Kiitos. Edustaja Han, yksi minuutti. Frau Kommissarin. Hyvä komission jäsen, te sanoitte juuri, että haluaisitte PCI-prosessissa edetä mahdollisimman nopeasti. Mahdollisimman nopeasti ei riitä. Euroopan komissio on esittänyt PCI-hankkeiden luettelon, jossa on energiahankkeita, joiden pitäisi olla yhteisen mukaisia. No siinähän on 32 fossiilista maakaasuhanketta. Tämä sitoo Euroopan vuosikymmeneksi fossiilisiin äh, lähteisiin. Se ei vastaa EUn äh, ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimusta ja tässä nyt äh, upotetaan miljardeja euroja fossiiliseen hautaan Euroopassa, joka haluaa olla vuoden 2050 mennessä hiilineutraali. Tämä on absurdia. Me haluamme, että tämä vanha-aikainen PCI-hankkeiden luettelo hylätään ei mahdollisimman nopeasti, vaan nyt. Me haluamme, että fossiiliset maakaasuhankkeet korvataan sähköhankkeilla, älykkäillä verkoilla ja uusiutuvan energialähteiden hankkeilla. Me haluamme, että tämä otetaan myös komission teollisuusstrategiassa huomioon. Siinä pitää olla oma kappale uusiutuvasta energialähteestä. Me haluamme tämän jo tällä viikolla nopeasti. Kiitos. Kiitos ja edustaja Kaffe. Yksi minuutti. We declared a climate emergency me julistimme ilmastohätätilan. Nyt on tehtävä töitä Pariisin sopimuksen edistämiseksi ja pyrkiä 2030 mennessä 55 prosentin vähennyksiin. Ei, jos lähdetään mm, frakattua kaasua tuomaan, niin tämä ei tule auttamaan, tai jos metaanihankkeita lisätään. Jos meillä yhteisen edun hankkeet eivät suojaa yhteistä kotiamme, jos ne ovat Pariisin sopimuksen kanssa yhdenmukaisia, niin ne pitää unohtaa. Tarvitsemme tuulivoimaa, energiatehokkuutta ja kaikkiin koteihin pitää 30 vuoden kuluessa eh, saada uudet eh, asennukset. Tästä hyötyvät kaikki tämä pitää nyt laatia uudelleen ja paremmin. Tervetuloa vihreään ryhmään uudet mepit. On hienoa, että vihreä aalto on alkanut. Jatkukoon se. Kiitos. Ja sitten Karasnodevski, puolitoista minuuttia. Um, Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, se, että hylättäisiin tämä neljäs luettelo, sitähän laadittiin monta kuukautta, oli kuulemisia ja lainsäädäntötyötä. Eli täytyy ottaa huomioon ilmastotavoitteet, mutta samalla pitää taata myöskin energiavarmuus. Jotkut kollegat toiselta puolelta ovat samoista maista, joissa talous voi hyvin, mutta täytyy katsoa muitakin osia EUsta. Mielestäni tämä päätöslauselma ei ole järkevä. Siinä ei ole otettu huomioon kunnolla lainsäädäntötyötä, jota parlamentissa on tehty – edellisellä lainsäädäntökaudella. Nyt puhutaan puhtaasta energiasta ja jäsenvaltiot ovat tehneet sitoumuksia ja pyrkivät lisäämään rajat ylittäviä yhteenliittymiä. Ja me haluamme vähentää päästöjä ja tästähän nyt puhutaan. Onko mahdollista saada aikaan energiasiirtymä siirtymällä hiilestä kaasuun. Ja pyritään nollapäästötalouteen. No, Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Ja näin pääsemmekin sitten tämän keskustelun loppuun. Ja nyt menemme osion ilman puhuja luetteloa. En voi kaikkia puheenvuoropyyntöjä ottaa vastaan, en kaikkia kahdeksaa, vaan yksi per poliittinen ryhmä. Ensimmäinen puheenvuoro pyytänyt edustaja Pirek, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Simpson. Energian toimitusvarmuus, lähteiden monimaisuus, kohtuuhintainen energia kansalaisille ja yrityksille, nämä ovat niitä pääaiheita. Tämä pitäisi meitä johtaa vuoteen 2050. Meidän pitäisi tukea näitä yhteisen edun hankkeita, myös kaasuinfrastruktuuria. ne maat, joilla, jotka ovat menestyksekkäitä, niissä käytetään myös maakaasua ja mm, silloin otetaan sillä toimitusarvoja. Andreks, Andreks, Aleksandropolis ja Kavalan kaasuhanke. Nämä ovat siirtymävaiheen hankkeita. Ne ovat tärkeitä toimitusvarmuudelle Kreikassa ja niitä on jatkettava, jotta etenemme tällä tiellä, jonka olemme määritelleet. On tärkeää, että näitä, tätä infrastruktuuria voidaan käyttää sitten jälkikäteen myös vedyn ja muiden kuljettamiseen. Ei pitäisi nyt ampua omaan jalkaan, ei pitäisi rankaista niitä maita, jotka eivät nyt pysty heti siirtymään. Kiitos. Ja edustaja Areena, yksi minuutti. Merci. Alors j'avoue Kiitos. On myödettävä, että ymmärrän niitä kansalaisia, jotka eivät enää luota meihin, valittuihin euroedustajiin. Tässä istunnossa Euroopan parlamentti äänestää äh, taloussopimuksesta diktatuurimaan kanssa ihmisoikeuksien nimissä. Meillä on tällainen valtava lista kaasuhankkeita, vaikka puhutaan ympäristön puolesta. Ei tätä nyt oikein voi ymmärtää. Tiedämme, että fossiiliset polttoaineet edesauttavat neljänneksen ilmaston lämpenemisestä ja tässä myös tuetaan sellaisia kaasuntuotantotapoja, jotka ovat erityisen saastuttavia, vaikka nyt pitäisi ryhtyä toimin saman tien, niin näin ei tehdä. Meidän pitää hylätä tämä luettelo ja komission ja sen pyydän teiltä uudenlaista suuntaa ja uutta luetteloa. Kiitos ja edustaja Deli. Um, Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on yksi vakavimpia päätöksiä, joka tämän parlamentin pitää tehdä. Jos me emme hylkää tätä listaa, niin se on sitten kuin muistomerkki tekopyhyydellemme. On jäsenvaltioita, jotka halusivat lopettaa fossiilisten polttoaineiden tukemisen vuoteen 2025 mennessä, ja nyt ne suostuvat siihen, että me sitoudumme tähän riippuvuuteen vielä vuosikausiksi. Ja tämä on aivan hullua, kun meidän pitäisi pyrkiä hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Ja se ei onnistu, jos hyväksymme tämän listan. Täällä on hankkeita, jos jossa hukattaisiin 29 miljardia. Ne voitaisiin käyttää muualla. Ja esimerkiksi siellä on tätä kaasun tuontia Irlantiin. Ja todellakin uskon, että nämä ovat vaarallisia, koska näitä ei ole arvioitu ilmastovaikutuksen osalta. Ja mitä hyötyä tässä listassa on? Trump on painostanut tässä ja autoteollisuus ja sitten sotilaat Puolassa – Eli tämä nyt on aika kaukana riippumattomasta ja ympäristöystävällisestä ympäristöpolitiikasta. Kiitos edustaja Evi, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia. Komission jäsen, kun ajatellaan nyt näitä kahta asiaa. Komissio on esittänyt nyt täysin virheellisen listan. Tämä nyt on sitten tarkasteltu tulevaisuuden osalta, mutta vihreäkehityssopimus on suuri valhe. Nyt käytetään julkisia varoja, veromaksajien varoja, joilla rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät vielä fossiilisiin polttoaineisiin, ja tätä ei voida hyväksyä. Ja nyt luodaan infrastruktuureja, jotka liittyvät tähän alaan, eikä se ole järkevää. Ja sitten kun rakennetaan kaasuinfrastruktuureja ja kun ajatellaan, mitä on jo olemassa, ja kun kysyntä vähenee, ja ennusteet, joita komissio itsekin on tehnyt, niin se osoittaa, että kysyntä tulee supistumaan jopa 90 prosenttia. Eli tässä ei ole mitään järkeä, ainakaan jos me haluamme olla uskottavia kansalaisten silmissä. Emme voi hyväksyä tätä listaa, jonka komissio on ehdottanut. Meidän täytyy ehdottomasti torjua se, emmekä voi nyt tehdä virheitä, koska siihen ei ole aikaa. Kiitos. Ja sitten komissiosta Roa Simpson. Members, I have listened very carefully. Hyvät jäsenet, kuuntelin oikein tarkkaavaisesti huomioitanne. Voin sanoa seuraavaa. Kuulin eriäviä mielipiteitä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelosta, mutta yksi pyyntö oli yhteinen lisää ilmastotoimia ja lisää kunnianhimoisuutta. Komissio on tästä pyynnöstä kyllä samaa mieltä. Me olemme sitoutuneet tekemään Euroopasta ensimmäisen hiilineutraalin mantereen vuoteen 2050 mennessä. Olen iloinen, että useat teistä tukivat komission pyrkimystä tarkistaa TEN e-suuntaviivoja tämän vuoden joulukuuhun mennessä, sillä Älykäs ja moderni energiainfrastruktuuri tukee energiaa siirtymää ja, joka, ja auttaa meitä siirtymään energiaan, joka tulee uusiutuvista lähteistä. Tässä tarkistamisessa me haluamme saada TNE-puitteiston täysin linjaan EUn ilmastotavoitteiden kanssa. Me tuemme investointeja, jotka auttavat tuomaan markkinoille enemmän teknologista innovaatiota ja uusiutuvia ratkaisuja. Toivon, että voitte nähdä neljännen PCI-hankkeiden luettelon yhtenä askelena kohti puhtaampaa järjestelmää. Se tukee uusia energiahankkeita, lisää uusiutuvia lähteitä ja digitaalisia, digitaalista potentiaalia. Me pidämme vihreän kehityksen ohjelman mielessä, kun puhumme mm, luettelon rahoituksesta verkkojen Eurooppa-välineellä. Minulla on tietysti selvä asia se, että viides PCI-hankkeiden luettelo on aivan erilainen luettelo. Kaksi vuotta vihreän kehityksen ohjelman käytännön jälkeen kestävyyskriteerit, mitä käytetään tiukasti kaikkiin hankkeiden kestävyyskriteerit pitää täyttyä. Hankkeesta tulee vahvempi ja tällä parlamentilla tulee olemaan enemmän sananvaltaa hankkeiden valinnassa kuin edellisellä parlamentilla. Odotan innolla yhteistyötä ja tulevaa vuoropuhelua, jotta voimme saada yhteisen toiveemme tulevasta energiainfrastruktuurista toteutumaan. TEN e-puitteet auttavat rahoittamaan puhtaan rahoittamaan puhtaampaa, kilpailukykyisempää ja modernimpaa energiainfrastruktuuria Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Saimme myös loppuun käsiteltyä vastalauseen liittyen työjärjestyksen 111 artiklaan ja äänestys pidetään keskiviikkona. Ja e, sitten suullista kysymyksestä äänestetään maaliskuussa. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro työjärjestyksen 172 artiklan mukaisesti. Tässä on pitkä luettelo, noin 30 puhujaa. Pyytäisin teitä ystävällisesti puhumaan ainoastaan varattun ajan verran, eli yksi minuutti per puhuja kiitän etukäteen tulkkeja, jotka joutuvat istumaan täällä vähän pidempään, sanoo puhemies. Hvala gospodine podpredsjedniče. Prošli tjedan smo u Briselu prisustovali početku... Niin. Viime viikolla Brysselissä alkoi Euroopan syövän vastainen hanke, hieno tapahtuma. Siellä nähtiin, kuinka paljon EU voi lakin tehdä tässä asiassa. Toivottavasti ei puhuta nostan kuolleista on paljon erilaisia rahoitusmahdollisuuksia syövän torjunnan osalta tärkeä asia on se, että eri alueilla on erilainen pääsy terveyspalveluihin on suuria eroja eh, Etelä- ja Keski-Euroopan välillä ja toisaalta Pohjois- ja Länsi-Euroopan välillä. Toivoisin, että komissio investoisi eh, osaamiskeskusten eh, perustamiseen, joilla pyritään torjumaan ja parantamaan syöpää, niin että voidaan saada samanlaiset palvelut kaikkialla. Ja sitten edustaja Mato, yksi minuutti. Gracias, presidente. Marruecos... Kiitoksia. Marokko on eu kumppani, kun ajatellaan Kanaria ja Espanjaa, ja se on myöskin naapurimaa. EU ei voi hyväksyä sitä, että Marokko yksipuolisesti hyväksyy uusia rajoituksia merialueelle Kanarian alueelle, joka vaikuttaisi Espanjan kilpailukykyyn. Tämä ei ole mikään pikku asia, eikä pelkästään kahdenvälinen asia. Tässä nyt rikotaan kansainvälisiä sääntöjä ja YK on päätöslauselmaa. Tässä hyvät, hyväkätään jäsenvaltion alueellista koskemattomuutta vastaan. Nyt ei riitä julkilausumat eikä riitä se, että katsotaan mitä tapahtuu, vaan EUn pitää nyt aktiivisesti sitoutua siihen, että voidaan torjua kaikki yksipuoliset toimet Marokon puolelta. Ja olen huolissani myöskin sopimuksista, jotka liittyvät tomaatin hintoihin, mutta niistä puhutaan pian. Eli tämä oli ensimmäinen puheenvuoroni ja vaadin, että EU ryhtyy toimiin kummassakin asiassa. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Basescu. domnule Kiitos puhemies. Viime päivinä meillä on ollut sellainen tunne, että tarvitsemme ennen kaikkea solidaarisuutta. 5G-teknologia on yksi mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta. Tästä syystä voidaan sanoa, että eriäväisyyksien e- estämiseksi voitaisiin ehdottaa komissiolle Euroopan laajuisen suunnitelman luomista 5G-teknologian käyttöönottamista. Tämä teknologia pitäisi tuottaa Euroopassa ja sääntely pitäisi hoitaa EU-tasolla. Tämän sääntely pitäisi sitten päteä kaikissa jäsenvaltioissa. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä lähestymistapa lisäisi kohesiota jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Polčak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se chtěl věnovat tématu kohezní politika, protože to je podle mého názoru. Kiitoksia tässä on kyse kohesiopolitiikasta. Sehän on yksi tärkeimpiä EU-politiikan aloja, ja sitä ei voida korvata monissa jäsenvaltioissa. Ensinnäkin mikä on kohesiopolitiikan tavoite? No se, että poistetaan haittoja tietyiltä kaikkein heikoimmilta alueilta. Ja tietysti uudet jäsenvaltiot kuuluvat tähän ryhmään. Ja niille tämä tuki on välttämätöntä. Meidän ei pitäisi heikentää koesiopolitiikkaa, mutta ikävä kyllä uusi rahoitus näyttää heikolta ja tämä saattaa johtaa syviin vaikeuksiin. No tietysti voi olla muita syitä, kuten Brexit, mutta meidän on pidettävä kiinni tästä politiikasta. pane předsedající já jsem chtěl informovat kolegy Kiitos puhemies. Haluaisin kertoa kollegoille ja komissiolle, että Tsekin senaatti on uudistanut rikoslainsäädäntöä niin, että eläinten kidutuksesta annettavat rangaistukset ovat kovempia. Näissä keskusteluissa parlamentissa ja julkisuudessa tuli esille, että tämä aihe on kokonaiseurooppalainen aihe yksittäiset valtiot eivät voi tehokkaasti suojella eläinten hyvinvointia. Näitä eläimiä kuljetetaan eri maiden välillä kauhistuttavissa oloissa. Ennen kaikkea uusista jäsenvaltioista niitä kuljetetaan, näitä lemmikkieläimiä. Tätä lemmikkien kauppaa käytetään myös veronkiertoon. Komission pitäisi ottaa tämä aihe vakavasti mielestäni. Kiitos. Ja sitten Nena, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Tämän kauden tärkeitä asioita ovat vihreän kehityksen ohjelma ja vihreä siirtymä, mutta nyt pitäisi miettiä käytettävissä olevia voimavaroja. Kyllä tarvitaan puheita, mutta niiden lisäksi tarvitaan myös resursseja. Jos ajatellaan kestäviä investointeja tähän suunnitelmaan ja myös siirtymää rahastoon tarvitaan lisää rahaa ja selkeyttä myös niiden rakenteisia toimintaan. Tarvitaan uudenlainen tuotantomalli, jotta päästään kestävään suuntaan. Niin sitä varten tarvitaan verouudistus. Eli tiedän, minkälaisia haasteita tässä on ja tavoitteita, mutta nyt tarvitaan lisää voimavaroja ja varoja ja tarkempia suunnitelmia ja erityisesti uudenlaista ympäristöverotusta. Kiitos ja edustaja Hassel, yksi minuutti. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. S Kiitoksia, jotta voidaan varmistaa talouden oikeudenmukainen siirtymä kohti vihreämpää taloutta, niin meidän täytyy varmistaa, että tämä siirtymä on todella oikeudenmukainen kaikille. Ei saa käydä niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat joutuvat maksamaan sitä kaksi kertaa. Ensin he eivät saa apua EUlta ja toisaalta sitten energiahinnat nousisivat. Eli täytyy varmistaa, että näin ei pääse käymään – ja meillä on komission hyväksymiä välineitä, kuten siirtymärahasto. Mutta täälläkin meidän täytyy varmistaa, että nämä varat menevät sinne, missä niitä eniten tarvitaan, eli alueille, joihin tämä siirtymä eniten vaikuttaa, ja niille, jotka eniten tarvitsevat näitä varoja. Täytyy varmistaa, että autamme näitä alueita ja maita meidän täytyy varmistaa, että tämä siirtymä onnistuu. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Serdas, Obrigada, senhor presidente. Estamos de momento Kiitos puhemies. Me teemme työtä uuden tutkimus- ja kehitysohjelman eteen, horisonttiohjelman eteen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kehittää uutta osaamista eri ammattialoilla ja myös tutkimusta Näiden pätevyyksien pitää tulla valitetuksi kaikkialla koulutusjärjestelmän jäsenvaltioiden pitää pystyä tekemään mahdollisimman hyvää tutkimusta ja kehitystä. Osaaminen pitää viedä heille, jotka tekevät kentällä töitä, ja tämä osaaminen pitää sopeuttaa työmarkkinoiden tarpeeseen. Meidän on mahdollista tehdä yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka tekevät tutkimusta Madeiralla. Madeira on syrjäinen alue, siellä tiedetään, minkälaisia, minkälaista osaamista tarvitaan. Se on aivan uudenlaista osaamista. Meidän pitäisi hyödyntää tämä potentiaali ja huolehtia siitä, että voimme tulla todella tutkimus- ja kehityksen pioneerialueeksi. Kiitos ja Lopes Aguilar. Kiitos puhemies. 6.7 helmikuuta Ranskan San pidettiin 24. erityisten syrjäisten alueiden konferenssi. Mitä nämä ovat? No, nämä ovat hajanaisia alueita, jotka sijaitsevat kaukana alueelta, joka on yhdentynyt. Nämä ovat ainoat alueet, jotka on mainittu Lissabonin sopimuksessa nimeltä 49 artiklassa, mutta poliittisesti niillä on tietoisuus siitä, että ollaan osa Eurooppaa. Ja tässä kuitenkin monivuotinen rahoituskehys, joka, jonka rahavarat vähenet, ovat sille uhka. Kuitenkin ympäristökohesio ja aluekehitysvarat pitäisi pitää yllä ja siksi on tärkeää, että 85 prosenttia yhteisrajoitusta annetaan jatkossakin näille alueille. Pitää huomioida niiden energia, omanlaantuisuus ja on huomioitava myös niiden rajoilla oleva maahanmuutto paine, jotta ne sen hengissä on huomioitava kaikki se, mitä tuossa kokouksessa sanottiin. Kiitos. Ja sitten edustajan Beneä. Yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să Kiitoksia, puhemies. Jos haluamme päästä vihreän sopimuksen tavoitteisiin, niin meidän täytyy löytää järkeviä ratkaisuja ja meidän täytyy varmistaa, että myöskin liikenne noudattaa näitä tavoitteita. Omassa maassani ei ole ollut kansallista suunnitelmaa, joka liittyy luonnonsuojelualueisiin. Sibuen ja Piteshin välinen tie liittyy tähän ongelmaan ja Romaniaa ja tätä aluetta ei pystytä kehittämään ilman suunnitelma, joka liittyy luonnonsuojelualueisiin. Me emme halua estää näitä infrastruktuuritöitä ja siksi tämä moottoritie, sen pitää rakentaa niin, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän kasveihin ja eläimiin. Triashin ja Bakshovin välinen tie voisi olla hyvä ratkaisu, kun ajatellaan Moldovan ja Transilvanian yhtymistä. Se olisi vähemmän huono vaihtoehto kuin tämä toinen. Kiitos. Kiitos ja Mavrides, yksi minuutti. Kiitos. Viime kuukausina olemme EUna päättäneet jatkaa sanktioita Venäjää vastaan. Kyse on toimenpiteistä ja merialueiden jakamisesta kontaksistaan Libyaan ja niin edelleen. Nyt Turkki on ilmoittanut, että se aikoo uudelleen tehdä laittomia toimenpiteitä Välimerellä. Onko, ovatko EU-sanktiot siis ollenkaan tehokkaita, kun on kyse näin ahnaasta valtiosta kuin Turkki? Näinkö EU siis puolustaa omia intressejään ja kansainvälistä oikeutta? Minä uskon, kuten herra Borelkin on jo sanonut, että tässä on kysymys pelkästään kansainvälisen oikeuden täytäntöönpanosta. Euroopan unionin on löydettävä tie suojella omia intressejä. Kiitos. Kiitos, edustaja Hiodaru. Yksi minuutti. Mulțumesc, domnule președinte. Această decizie poate salva... Kiitos, puhemies Tämä päätös voisi pelastaa valtavasti henkiä. Nyt tarvitaan kusina eh, tutkimuslaitos käyntiin Romaniassa mahdollisimman nopeasti nyt, kun on huolestuneita eh, influenssasta ja tuhkarokosta ja muista. Pyytäisin, että komissio antaisi rahoitusta tähän strategiseen tarkoitukseen lainsäädäntö hyväksyttiin jo Romanian parlamentissa sen jälkeen, kun seitsemän kertaa tämä pyyntö esitettiin, mutta se on tehokas eh, toiminta, niin tämän pitää olla osa eurooppalaista suunnitelmaa ja osa strategiaa. Näin voidaan varmistaa, että rokotukset voidaan saada ajoissa. Se instituutti, jossa minä olin töissä, oli yksi niistä harvoista, yksi seitsemästä, jossa Eh, tuotettiin influenssavastaisia vastaisia rokotteita. Sellaisia tarvitaan, erityisesti kun tällainen koronaviruksen tyyppinen tilanne, niin tarvitaan eh, sellaisia analyysiä, jotka voidaan tehdä varhaisessa vaiheessa. Minä toivon, että näistä, nämä hyväksytään nämä ehdotukset. Ja sitten edustus, edustaja Olekas. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu aktyviai diskutuojama. Kiitoksia. Hyvin paljon on puhuttu vihreän kehityksen sopimuksesta. Se on kasvustrategia EU:ssa ja sen pitää olla ilmastoneutraali. Meidän pitää vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja ennen kaikkea luoda vaurautta eurooppalaisille. Meidän täytyy myöskin nähdä taloudellista ympäristöllä kestävyyttä ja tämä pitää taata tulo maaseudulla, mutta sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, joka on osa tätä sopimusta, siihen on vaikea päästä, jos eri, ILT, eri valtioissa ei saada samaa palkkaa samasta työstä. Liettuassa viljelijät ovat noudattaneet samoja ympäristö- ja eläinten hyvinvointistandardeja, mutta ne saavat suoria maksuja, jotka ovat paljon eurooppalaisen keskiarvon alapuolella. Vihreän kehityksen sopimus on historiallinen mahdollisuus. Jos haluamme luoda paremman tulevaisuuden lapsillemme, niin meidän täytyy varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudenmukaisuus kaikille viljelijöille ja myöskin oikeudenmukaiset suorat maksut. Domnule președinte, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană Brexit on nyt kriittisessä vaiheessa. Kyse on siitä, että olemme menettäneet tärkeän jäsenvaltion, mutta kyse on myös siitä, miten nyt voimme tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä kaikkien edun mukaisesti, myös niiden kolmen miljoonan eurooppalaisten, eurooppalaisen edun nimissä, jotka ovat asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä asuu myös paljon romanialaisia. Euroopan parlamentti odotetaan nyt, että se tukee, suojelee näitä ihmisiä ja antaa uutta henkeä eurooppalaiselle hankkeelle. Me tarvitsemme oikeudelliset takuut, varman statuksen, samanarvoisen kohtelun näille kansalaisille. Se on tärkeää näille kansalaisille. Romaniassa 10 000 ihmistä on allekirjoittanut vetuumuksen juuri tämän mukaisesti. Euroopan unionin tulevaisuus on tärkeä ja juuri siksi pitää suojella myös EU-kansalaisuutta. Kiitos edustaja Grossi, yksi minuutti. Zahodni Balkan on tudi ljudje, ki tam živijo. interes. Kiitoksia. Länsi-Balkanilla asuu myös ihmisiä, se ei ole pelkästään geopoliittinen alue. Bosnian ja Herzegovinalle tärkeät ovat Mostarin paikallisvaalit. Siellä on poliittinen umpikuja ja vuodesta 2008 ei ole ollut mitään paikallisvaaleja siellä. Siellä on pormestari, jolla ei ole mitään legitimiteettiä. Ja Mostarin asukkaat ovat puhuneet tästä ja ottaneet yhteyttä EU-tuomioistuimeen. Ja tässä on rikottu ihmisoikeuksia. Eli tähän asian pitää saada aikaan muutos, mutta Mostar on erityinen kaupunki, koska siellä on vielä Balkanin sodan haavat jäljelle. Mostarin asukkaita tulee auttaa – ja pitää mahdollistaa se, että kaupungissa järjestetään paikallisvaalit. Se olisi konkreettinen askel eteenpäin, kun ajatellaan Bosnia-Herzegovinan demokratisoitumista, ja tällä tavalla maa pääsisi myös lähemmäksi eurooppalaisia arvoja. Kiitos. Kiitos ja edustaja Stefanuta. Domnule președinte, pot... puhemies. Hyvä puhemies. Metsä kuuluu Romanian DNAhan, eikä ole mikään yllätys, että kansalaisjärjestöt ja kansalaiset huolehtivat meillä metsäalueista. Nyt on kansalaisjärjestöjä suljettu pois Natura luonnonsuojelualueiden hallinnosta. Se ei ole perusteltavissa. Nämä ihmiset haluavat huolehtia metsästä. He rakastavat metsää ja ovat sen osoittaneet jo useita kertoja. Miksi nyt siis tehdään näin. Vuonna 2019 yksi kolmasosa Natura-luonnonsuojelualueesta oli tässä kyseessä. Ei valtiolla ole edes henkilö, henkilöstöä huolehtia näistä kaikista itse. Miksi kansalaiset eivät nyt saisi auttaa? Ekologinen sopimus on sopimus toimielinten ja kansalaisten välillä. Me tarvitsemme kansalaisia eurooppalaiset metsät, romalaiset metsät ovat eurooppalaisia metsiä ja roma, myös romalaiset metsät puhdistavat eurooppalaista ilmaa. Pasadias, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti on vapauden koti ja siksi viime viikolla kutsuin kahdeksan oppositiojohtajaa Kuubasta tähän taloon puhumaan siitä, miten heitä vastaan toimitaan diktaattori Diaskanalan toimesta Kuubassa, mutta kun ollaan tekemisissä diktatuurin kanssa, niin diktaattorit tulevat esiin ja Diaskanel ja hänen hallituksensa estivät viiden henkilön lähdön maasta, mutta kolme oppositiojäsentä, jotka asuvat maan paossa, pääsivät kuitenkin paikalle tänne parlamenttiin mutta tästä huolimatta tilanne oli todella häpeällinen, sillä tuo Kuuban hallinto lähetti ihmisiä tänne taloon eh, haukkomaan heitä. Ja nämä ihmiset pääsivät tähän taloon siksi, että GUE-ryhmän Podemos-puolueen jäsenet tekivät tämän mahdolliseksi. Näin pystyttiin meidän tilaisuutemme keskeyttämään. Diktaattorin pitää tietää, että jos tällaisiin toimiin ryhdytään siville vastaan ja ihmisoikeuksia vastaan, Kiitos ja edustaja Joila. Zman. Veste nisam daugo politiikki vendar... Itse en ole ollut pitkään mukana politiikasta Euroopan parlamentissa, mutta tiedän, että politiikka liittyy läheisesti rahaan. Tulevassa budjetissa ei määritellä ainoastaan seuraavaa seitsemää vuotta. Se on pohja Euroopan tulevalle kehitykselle. Jos budjetti ei ole riittävä, niin silloin emme pysty rahoittamaan tarpeellisia hankkeita EU:ssa. Ja sitten emme pysty pitämään myöskään maatalouspolitiikkaa tai kohesiopolitiikkaa tämänhetkisellä tasolla, mutta kumpikin ala on tärkeä. Vähemmän kehittyneet alueet saavat kohesiotukea, mutta tämä vaikuttaa koko EU-hun. Ja EUn täytyy muistaa kaksi asiaa, yhtenäisyys ja solidaarisuus. Ja juuri näihin tavoitteisiin tarvitaan kohesiota. Ja meidän täytyy kaikkien pitää tämä mielessä. Me tarvitsemme enemmän varoja, jos haluamme saada aikaan enemmän. Kiitos. Ja sitten edustaja Rose, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ranskalaiset maanalaiset alueet, Guadeloupe, Martinique ja niin edelleen, Majot, Saint-Martin, eh, niitä ei, niiden, ne eivät saada uhrina tulevassa YMPssä vuonna 2019 Euroopan komissio ehdotti, että 3,9 prosentilla vähennettäisiin POSEI-varoja. Tuolla alueella tuotetaan eksoottisia tuotteita, esimerkiksi banaania ja ruokosokeria. Meidän on tuettava näitä merentakaisia alueita. Näin voimme suojella myös maanviljelijöitä ja heidän perheitään paikallinen maanviljely tukee myös paikallisia yhteisöjä. Siksi Marine Le Pen ja Rassemblement National pyytävät komissiota lisäämään tai ainakin palauttamaan POSEI-ohjelman varoja. Kiitos. Edustaja Le yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies on olemassa outo perinne, että valtiot saavat tukea yksityisiltä yrityksiltä. Tämä on skandaali, sillä näin voidaan havaita sellaista kuin, että Coca-Cola sponsoroi Romania viime vuonna. 40 000 euroa käytettiin tähän ja sitten on kutsuttu Romanian äh, kaudella heidän edustajan paikalle. Ja nyt Kroatia halusi olla esimerkillä, mutta ei tästä tullut mitään, koska tätä maata sponsori, sponsoroi INA-öljyyhtiö. Tämä ei nyt kuulosta hyvältä, jos ajatellaan ympäristöohjelmaa, joka on komission prioriteetti. Nyt pitää tällainen sponsorointi viedä pois kokonaan puolueyhtiövaltiolta, koska muuten BMW kohta sponsoroi Saksaa ja Rothschild-pankki Ranskaa. Ja sitten yksi minuutti edustaja Finanssa. Kiitoksia. Viime päivinä toimitimme kirjeen Sassolille ja 35 muuta kollegaa Italiasta allekirjoitti sen. Ja nyt 10. helmikuuta pitäisi muistaa 30 tuhatta uhria ja 150 italialaista, jotka ovat heidän jälkeläisiään. Eli minuutin hiljaisuus ja muistelemme näitä ihmisiä. Mutta nyt ei selkeästi ole todettu, kuka on vastaussa näistä kommunistitoimista, joita italialaiset auttivat. Esimerkiksi etninen poliisi, joka toimi italialaisia vastaan. Italialaiset kuolivat ja pakenivat, mutta koskaan ei ole sanottu, ketä he pakenivat tai kuka heidät tappoi. Meidän täytyy nyt rohkeasti torjua tällaista toimintaa ja saada selville historiallinen totuus. Muuten todellista sovintoa ei voida saada aikaan. Ja sitten huonas yksi minuutti. You didn't ask the floor. You are täällä. Hyvä puhemies, niin mikä oli aiheena? Irregular handling of Democratic Party lower causes by a low Democratic Party and the Democratic National Demokraattisen puolueen eh, tällainen hallinnointi Iovan eh, vaalikokouksessa. No kollegani puhuu tästä aiheesta, mutta jos minulla on nyt tilaisuus, voisin käyttää oman minuuttini. Meillä oli Irlannissa viikonloppuna hyvin mielenkiintoiset vaalit. liberalist Buenet Fine Fale, Fine Gale eh, hävisivät meille. Me saimme todellisen voiton. Se oli vastaus kansalaisilta uskomattomaan epäoikeudenmukaisuuteen valtion toiminnassa. Monet ihmiset on syrjäytetty tässä niin sanotussa talouden toipumisessa ja valitettavasti hallitus ei ole pystynyt ratkaisemaan vakavia ongelmia, esimerkiksi kodittomuuskriisiä, asuntokriisiä, niitä ei ole ratkaistu. Pankit on pelastettu, on lainattu miljardeja ja tämä taakka on laitettu normaalien ihmisten hankkeille. Me olemme Roskapankin pelastaneet. Tämä maksoi valtiolle yli 20 miljardia, eikä kukaan räpätänyt silmääkään. Meillä on paljon ongelmia, mutta ehkä tämän viikonlopun vaalit ovat askel niiden ratkaisemiseksi. Kiitos Edustaja Wallace sitten Daily edestä asiasta. Kiitoksia. Parlamentti aina läksyttää muita maita niiden vaaliprosessista. Ja nyt tämä Iovan puolekokous on jäänyt ilman mainintaa. Bernie Sanders johtaa mielipidemitauksia, vaikka tiedämmekin, että demokraatit vihaavat häntä. Ja sitten tätä ääntenlaskua kenttää on hyödynnetty. Se on yritys, joka on ottanut 42 000 toiselta henkilöltä. No, demokraatit kummosivat nämä tulokset ja sitten Padigik julistaa itsensä voittajaksi. Jos tämä olisi tosi tv niin nauraisimme. Jos tämä olisi Irania tai Venäjä, niin me emme keskustelisi, vaan me tuomitsisimme asian. Mutta koska kyse on Yhdysvalloista, tästä hienosta maasta, joka niin paljon vie demokratiaa muualle maailmaa, niin me emme sano mitään. No, tämä on huono päivä demokratialle, se, että tällaista sallitaan, enkä halunnut päästä tätä ohi puhumatta asiasta. Kiitos ja Nikola Alavanos, yksi minuutti. Helmikuussa 18. päivä on Kreikassa työntekijöiden lakko sosiaaliturva takia. Tämä johtaa siihen, että suurin osa työntekijöistä saa 400 euroa eläkettä. Tämä hallitus vie pois edellisen hallituksen hyvät toimet jopa 384 euron eläkkeet tuhotaan. Nyt käytetään reservejä, ne pannaan hyvin riskialttisiin investointeihin ja vaarana on, että kreikkalaiset menettävät ne rahat, jotka he ovat säästäneet koko elämänsä aikana. Samantapaisia suunnitelmia on Espanjassa ja Ranskassa ja muuallakin ja työntekijät tulevat vastaamaan näihin toimiin. Hallitukset helpottavat elämää työnantajille, annamme miljardeja vakuutusyhtiöille, mutta työntekijät kuitenkin vaativat muutosta tilanteeseen ja haluavat, että valtio takaa terveydenhuoltopalvelujen eläkkeet. Ja sitten edustaja Deutsch, yksi minuutti. Kiitos, Puheenvuorossani tänään haluaisin käsitellä maata, naapurimaatamme. Meillä on Euroopan unionissa 24 virallista kieltä ja Kiovan viranomaiset eivät pidä romaniaa viralliskielen Romaniassa – vähemmistöille on, vähemmistöltä on kielletty oman äidinkielen käyttö. Romanilainen vähemmistö joutuu kohtaamaan sellaisen väitteen, että romanian kieli Ukrainassa olisi näille romanilaisille vieras kieli, että nämä ihmiset, jotka puhuvat puhuisivat Moldovaan kieltä. Tämä on todellakin vaarallinen väite näille romanialaisille ja, ei, ja niille, jotka opettavat tätä kieltä. Kiitoksia. Näin saamme tämän osion loppuun vietyä 172 artiklan mukaisesti huomenna 11. päivä helmikuuta jatkamme 9-12.30 ja 15-23. Esityslista on jo julkaistu nettisivullamme. Istunto keskeytyy huomisen asti. Kiitos tulkeille.